Uh, let me start, ladies and gentlemen. Hyvät naiset ja herrat, aloitetaanpa. Avaan kokouksen. Tämä on poikkeuksellinen historiallinen hetki EUn historiassa. Meillä on ensimmäistä kertaa historiassamme yhteinen jäsenvaltioiden edustajien kanssa, maatalousministerien kanssa, komission edustuksen kanssa ja Euroopan parlamentin jäsenten kanssa. Ja tulemme keskustelemaan yhteisestä maatalouspolitiikastamme joka on yksi EUn vanhimmista politiikkalohkoista. Ensiksi tervetuloa ministeri Savitski, joka on maatalousneuvoston puheenjohtaja, ja herra Choros. Maatalouskomissaari ja jäsenvaltioiden maatalousministerit. Me istumme täällä yhdessä. Täällä on maatalousvaliokunnan puheenjohtaja kollegamme de Castro. Kiitoksia teille kummallakin kollega komission jäsenelle ja kollega puheenjohtajalle. Meillä on täällä poikkeuksellinen tilanne. Ja ensiksi painottaisin yhtä EUn tärkeintä saavutusta. Jokainen voi täällä puhua äidinkieltään. Minäkin teen niin. Hyvät kollegat, toivottaisin teidät jälleen lämpimästi tervetulleeksi käsittelemään komission ehdotusta yhteisen maatalouspolitiikan uudistamiseksi, joka on EUn vanhimpia poliitikkoja. Muistuttaisin teitä, että Albert Das, parlamentin jäsen ja maatalousvaliokunnan jäsen, ja on yhdessä muiden kollegan kanssa valmistellut ja, ja on hyväksytty kesäkuussa mietintö, joka käsittelee maatalouspolitiikan mahdollista uudistamista. Tämä politiikkalohko on äärimmäisen tärkeä. Se kattaa 37 prosenttia monivuotisista rahoitusnäkymistä. Ja haluamme päätöksillämme varmistaa, että EUn tilat ovat vahvoja, kilpailukykyisiä globaalisti ja että maatalous pysyy vahvana, koska olemme vakuuttuneita, että maatalous on yksi tekijä, joka auttaa meitä kriisistä nopeasti. Lissabonin sopimus antaa parlamentille oikeuksia budjettipäätösten, maatalouspäätösten suhteen ja laajemminkin maatalous- ja kalastuspolitiikkaan. Ja käytämme näitä valtaoikeuksia tehdäksemme yhteisiä päätöksiä. tavalla, joka on transparentti, jonka suuri yleisö saa tuntea. Me haluamme pysyä EU-ssa koko ajan yhteydessä suureen yleisöön, koska nämä päätökset ovat erittäin tärkeitä miljoonille eurooppalaisille. Meillä on uusia haasteita ja me haluamme, että politiikkamme on mahdollisimman tehokasta. Me haluamme toimia yhteisö suuntautuneimmin, tunnustaen EUn erot, erityisesti suurten ja pienten tilojen välillä ja niiden välillä, jotka ovat EUn ytimessä ja, ja niiden, jotka ovat syrjäisemmillä alueilla pohjoisesta tai etelässä, koska on erilaisia viljelytapoja, kehitysmalleja, jos haluamme, että maatalouspolitiikkamme ottaa huomioon ympäristöaspektit. Se on yhtä tärkeää kuin maataloustuotanto, koska me haluamme elää terve, terveenä. Ja me haluamme tehdä maaseudusta yhtä houkuttelevan elinympäristön kuin kaupungitkin, joten maaseudun kehittäminen on erityisen tärkeää meille. Olen vakuuttunut, että päivän keskustelut, tänään lanseerattavat keskustelut, jotka näin laajalla foorumilla aloitetaan, ne ovat vain osa jatkumoa, joka on alkanut jo kuukausi sitten EU-ssa. Olen ottanut osaa useampaan kokoukseen melko monessa jäsenmaassa. Useimmiten seurannani oli komission jäsen Cholos. Ja tapasin eu maatalousministereitä voidakseni valmistella päivän keskustelua. Että meillä olisi laaja näkemys ratkaisuvaihtoehdoista ja hyväksyisimme kompromissin, joka tarjoaa parhaat mahdollisuudet EUlle. Toivon teidät sydämellisesti tervetulleeksi. Te olette asiantuntijoita, te päätätte mihin suuntaan yhteinen maatalouspolitiikka tulee kehittymään – ja toivotan teille, teille kaikkea hyvää menestystä niin, että hedelmäisten keskustelujen kautta päädymme hyviin ratkaisuihin ja niin, että kansalaiset seuraavat keskustelujamme. Sillä se on hyvin tärkeää. Kiitos huomiostanne. Mr. President. Grazie. Kiitoksia. Haluaisin kiittää puhemies Busekia siitä, että hän kunnioittaa läsnäolollaan meidän kokoustamme ja avaa tämän eri, maatalousvaliokunnan erityiskokouksen tänään eh, kokous, joka järjestetään yhdessä maatalousministerineuvoston kanssa. Hänen paikallaolonsa osoittaa, kuinka tärkeä parlamentille tämä erityislaatuinen hetki on, jossa me kaikki yritämme löytää oikeita ratkaisuja maa, Euroopan maanviljelijöiden tulevaisuuteen. Hyvää päivää kaikille ja tervetuloa tähän yhteiskokoukseen maatalouspolitiikan uudistuksesta. Ja ensimmäistä kertaa täällä kokoontuu yhdessä maatalousministerineuvosto ja Euroopan parlamentin maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Tämä kokous juontaa juurensa siitä, että yhteinen maatalouspolitiikan uudistus on erityislaatuinen. Tämä on uudistus, joka tehdään nyt täysin erilaisessa ympäristössä kuin aikaisemmin. Jos uudistuskierros, joka aloitettiin vuonna 1992, perustui jatkuvuuteen, mikä mahdollisti mikä mahdollisti sen, että maatalouden raaka ainoat olivat 50 vuoden ajan aina halventuneet. Nyt tilanne on täysin erilainen ja mm, siitä johtuen tulevaisuuden näkymät myös. Maanviljelijöillä Euroopassa on nyt täysin erilainen tilanne edessään. Myös kehittyneille alueille on palaamassa elintarvike pulan haamu. Markkinat kärsivät volatiliteetista, josta tulevaisuudessa on tulossa systemaattinen. Meidän elintarvikejärjestelmänne tulee kokemaan kovia seuraavien vuosien aikana ja sitä mukaan ne tavoitteet, joita kansalaisilla ja päättäjillä on ollut maataloussektorin suhteen. Maatalous, joka pystyy tar- takaamaan elintarvikehuollon jatkuvuuden ja samanaikaisesti takaamaan julkista hyvää eh, ilmastonmuuton torjumista, ympäristön suojelua ja y- yhteiskunnallista yhteenkuuluvuutta, josta puhumme hyvin paljon näinä päivinä, mutta erityisesti maataloutta, joka on taloudellista näkökulmasta kestävää. Tämä tarkoittaa sitä, että tänä päivänä meidän tehtävämme on tarjota maataloussektorille, maanviljelijöillemme välineitä, joilla voidaan vastata siihen suureen haasteeseen, joka tämä uusi skenaario meille tuottaa, nimittäin että tuotamme enemmän saastuttamalla vähemmän. Meillä ei ole varaa maanviljelyksen äh, menetyksiin ja meidän täytyy luoda ähm, uusi sukupolvi, joka pystyy ähm, joka on vahvempi ja pystyy puolustautumaan näiltä äh, markkinoiden riskeiltä, jotka vaarantavat heidän tulonsa ja äh, uhkaavat heidän elinkeinoaan. Komission julkaisemat ehdotukset muutama päivä sitten ovat herättäneet paljon kritiikkiä sekä parlamentissa että neuvostossa ollaan oltu hämmentyneitä. Komission tavoitteet, jotka julkistettiin tiedonannossa 18. marraskuuta 2010 ja joita arvostimme kovasti, eivät nyt näytä saaneen tuekseen yhtä kunnianhimoisia tavoit- ehdotuksia. Ensimmäisissä keskusteluissa täällä maatalousvaliokunnassa on käynyt selvästi esiin, että se, minkä piti olla uudistusten muokkaaminen muuttunutta ympäristöä varten näyttää nyt siltä, että ennemminkin jatketaan samaa ratkaa, rataa. Tarkoituksena on nähtävästi ennemminkin rajoittaa tuotantoa kuin edistää sitä. Ja maanviljelijän hallintotaakka näyttää lisääntyvän. Myöskin toimenpiteet, joilla käsitellään kriisitilanteita, ja valitettavasti meillä tällaisia kriisejä on ollut paljon viime vuosina, e, ovat riittämättömiä. Me Euroopan parlamentissa olemme asettaneet itselleen kunnianhimoisia tavoitteita, e, joka näkyy kahdesta mietinnöstä, edustaja Laajenin ja edustaja Dessin mietinnöstä. Ja me haluamme nyt kunnioittaa ja noudattaa sitä tehtävää, jonka saimme eh, parlamentin täysistunnolta, jossa suurella enemmistöllä hyväksyttiin nämä kaksi oma-aloitemietintöä. Mutta haluamme myöskin kunnioittaa kansalaisilta saamamme mandaattia, joka perustuu yhteispäätösmenettelyyn ja jonka kautta meillä on vastuu yhdessä teidän kanssanne neuvostosta tästä lainsäädäntöprosessista. Tämä aloite menee nyt äh, siihen suuntaan, että ryhdymme yhdessä avoimesti pohtimaan äh, näitä asioista, eikä se toivottavasti rajoitu tähän yhteen kertaan. Äh, meidän täytyy yrittää ylittää tämän ehdotuksen rajo ja antaa johdonmukaisia vastauksia tässä uudessa tilanteessa. Pyydämme, että komissio auttaa meitä ja tukee meitä tässä työssä niin, että voimme päästä mahdollisimman pian yhteisymmärrykseen. Uskon voivani sanoa ja tässä olen varma, että suurin osa valiokunnasta tukee minua, että parlamentti ei vetäydy vastuustaan eikä epäröi käyttää valtaoikeuksiaan, mikäli uudistusehdotus ei ole johdonmukainen niiden haasteiden kanssa, jotka tämä uusi tilanne on meille asettanut. Kiitän kaikkia ja kiitän lopuksi tietenkin neuvoston puheenjohtaja Marek Saviciakia, jonka työ on ollut pohjalla siinä, että pystymme kokoontumaan tässä muodossa keskustelemaan yhteistä maatalouspolitiikasta. Lisäksi haluan kiittää kaikkia paikalla olevia maatalousministereitä ja erityisesti komission jäsen Cholosia, joka ei koskaan kaihda keskustelua ja on valmis jatkuvaan ja tiukkaankin vuoropuheluun. Ja lopuksi haluaisin päättää lyhyen puheenvuoroni toivotan tervetulleeksi tämän parlamentin esittelijät Luis Manuel Capulas Santos sosialisti- ja demokraattiryhmästä ja Michel Tantin ja Giovanni Lavia EPP-ryhmästä. Ja nyt sen pidemmittä puheitta annan puheenvuoron Marek Savitskille. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Drodzy goście, Okay. Arvoisat ministerit, hyvät kokousvieraat. Puhemies. Puhemies, hyvät kollegat, ministerit, arvoisat vierat ja muut osallistujat tämän päivän kokouksessa. Puhemies Busek juuri sanoi, että tämä keskustelu on historiallinen. Ja se on totta kolminkertaisesti minun kohdallani, koska puheenjohtajistossa sovellamme kaikkia Lissabonin sopimuksen sääntöjä, mitä yhteispäätösmenettelyyn tulee. Toiseksi Puola puheenjohtajavaltiona haluaa varsin avointa keskustelua YMPn yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisesta. Ja kolmas syy on, että nyt on vuorossa ensimmäinen Puolan puheenjohtajakausi sen jälkeen, kun Puola liittyi Euroopan unionin. Haluaisin kertoa teille, että ajatus tästä avoimesta keskustelufoorumista syntyi epävirallisessa neuvoston kokouksessa syyskuussa Puolassa ja aloite on peräisin valiokunnan puheenjohtajalta ja myös komissaari Cholokselta ja minulta itseltänikin nöyrimmältä palvelijalta. Ja päätimme, että keskustelisimme tästä asiasta täällä Euroopan parlamentissa. Päätimme, että haluamme järjestää tällaista avointa keskustelua tästä aivan eri yksityisestä uudistuksesta, politiikasta ja toimintamusta, joka on enemmän määrin vaikeaa, koska tässä pitää täyttää kuluttajien odotukset, pitää vastata tulevaisuuden haasteisiin ja myös tämänhetkisiin haasteisiin, mutta toisaalta jollakin tavalla pitää pystyä yhdistämään sekä tuottajien että viljelijöiden edut. Syyskuussa tänä vuonna päätimme järjestää kolme keskustelua täällä parlamentissa ensimmäinen aihe. Haluttiin koolla, koota yhteen varmaten jäsenet ja maatalousministerit sitten toin 23. kokous pidetään tai kolmas, toinen kokous pidetään 23. Siellä tapaamme viljelijäjärjestöjä, joten puhumme niille, joita uudistus juuri koskee. Sitten kolmas keskustelu pidetään 7. päivä joulukuuta. Ja siitä on tarkoitus tehdä tällainen asiantuntijakokous, jotka sitten arvioivat komission tekemiä ehdotuksia ja myös lainsäädäntöä maatalouden alalla, jota on siihen mennessä laadittu. Ensimmäinen vaihe lainsäädäntöpaketteja, joka koostuu seitsemässä asetuksesta, jossa alkuunpanijana on komission sen solos. sitten siis ensimmäinen vaihe tapahtuu lokakuussa ministerineuvoston kokouksessa ja valmis esiarviointi suoritettiin silloin, voimmekin sanoa, että mitään suurempaa intoa ei silloin ollut, mutta mielestäni kuitenkin tätä keskustelua kannattaa täällä jatkaa jotta voidaan siirtää keskustelu seuraavalle tasolle. Haluan vielä sanoa sen, että viikon kuluttua, kun tapaamme uudestaan neuvostossa, tulemme puhumaan syvällisesti ministeriöiden, ministeriöiden kanssa. Puhumme suorista tuista. Joulukuussa keskustelemme maaseutualueiden kehittymisestä. Tämä on aikataulu, jota Puola puheenjohtajavaltiona on ehdottanut, niin että kun kuulemme tätä vaikeaa tietä kohti YMPn uudistusta, niin voimme tässä matkalla koittaa sovittaa kantoja mahdollisimman lähelle toisiaan. Kaikki ymmärrämme sen, että edessä on aivan valtaisa haaste. Terveystarkastus vuodelta 2008 asetti uusia tavoitteita, haasteita meille kaikille. Pitää ottaa huomioon ympäristöhaasteet, ilmastokysymykset. On jotakin hankalia kysymyksiä. Sitten viljelijöiden ja kansalaisten odotukset ovat korkealla. Sitten pitää ottaa huomioon uudistukset sopimuksissa ja rajoitukset sieltä löytyy. Meidän pitää tämäkin kaikki pystyä toteuttamaan ja pääasiassa tämä tarkoittaa sitä, että velvoitteiden määrä vain kasvaa. Niin kuin on sanottu, tämä on tällainen lähtökohta. Ja toivottavasti voimme saada aikaan parempaa tehokkaampaa maatalouspolitiikkaa, ja tämä on erittäin tärkeä kysymys puheenjohtajavaltio Puolalle. Me haluamme, että yhteistä maatalouspolitiikasta tulee paljon yksinkertaisempaa, helpompaa toteuttaa, mitä sääntöihin tulee, niin että se soveltuu paremmin tulevaisuuden haasteisiin. Tarkoituksena on myös se, että maataloutemme pystyisi ehkä olemaan kilpailukykyisempi maailmalla tämän takia. Arvoisa puhemies, arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollegat, kiitän kovasti siitä, että tämä kokous tänään järjestetään. Mielestäni tämä on loistava lähtökohta tällä vaikealla tiellä, joka vie meidät suoraan uuden, uudistettuun yhteiseen maatalouspolitiikkaan. Kiitos. Merci. Euh, Kiitos. Ensiksi kiittäisin Euroopan parlamenttia parlamenttia ja neuvostoa tämän keskustelun järjestämisestä, joka liittyy komission yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisehdotukseen. Erityisesti haluaisin kiittää puhemies Bosekkiä siitä huomiosta, jota hän kiinnittää tähän politiikkaan, joka usein on kenties aidosti ainoa aidosti taloudellinen yhteinen politiikka EU:ssa. Parlamentti on täysin mukana päätöksentekomekanismissa. Ottaa huomioon, että meillä on nyt mahdollisuus dialogiin parlamentin ja neuvoston kesken, joka saata, jotka säätävät lainsäädäntöä yhdessä komission kanssa. Tämän historiallinen hetki siis, koska ensimmäistä kertaa tavanomaista lainsäädäntömenettelyä kohdistetaan sovelletaan maatalouspolitiikan alueella. Ja se, mitä me yhteisen tasolla päätämme, sitä tullaan soveltamaan kaikissa jäsenvaltioissa, kaikilla, kaikilla alueilla. Siksi minua ilahduttaa, että tästä asiasta käydään eläväistä keskustelua. Sehän on luonnollista. Oletimme julkisen keskustelun viime vuonna. Nyt jatkamme keskustelua tehdyistä ehdotuksista, mutta tällä kertaa meidän on päätävä päätöksiin, ei ainoastaan ilmaistava kantamme, vaan päädyttävä ratkaisuihin. Tämä on maatalouspolitiikan erityispiirre. Emme voi lakasta maton alle asioita, jotka meitä eivät kiinnosta. Meidän täytyy tehdä päätöksiä kaikista asioista ja kaikkien asioiden on oltava pöydällä, jotta maatalouspolitiikka säilyisi koherenttina. Painotan, että päätöksemme ovat poliittisia, mutta välineet teknisiä ja niitä sovelletaan kentällä. Komissio on tehnyt ehdotuspaketin. Siinä on monta sivua, monia tekijöitä. On tärkeää syventää keskustelua näistä kohdista. Usein keskustellaan siitä ja tästä, mutta meidän täytyy sisäistää hyvin tämä ehdotus. Ja tästä syystä Paljon Kastora ja Savitski ovat ehdottaneet tätä keskustelusarjaa lähiviikkoina. Tämä on äärimmäisen hyödyllistä sillä me kykenemme analysoimaan tämän ehdotuksen osiinsa. Odotan välittömästi reaktioita. Normaali, että jokainen puhuu, sillä jokainen, jokaisen täytyy olla mukana päätöksentekomekanismissa. Mutta lehdistössä on usein keskusteluja asiasta, joihin ei ole syvällisemmin vielä paneudettu. On asioita, jota komissio ei ole kommentoinut on estetty johtopäätöksiä, joihin ei liity väitettyjä komission lainsäädäntöehdotuksia. Siksi halusin käyttää tätä tilannetta syventymään tähän ehdotukseen, joka on johdonmukainen. Se, mitä komissio on nyt ehdottanut, on täysin johdonmukaista sen kanssa, mitä komissio on viime vuoden marraskuun tiedon annassaan sanonut. Tästä voi olla eri mieltä joidenkin tekijöiden kanssa näistä ajatuksista, mutta me otamme tässä huomioon maataloustuotinnon. Me pyrimme lisäämään tuotantoa kestävällä tavalla. Tässä on suoraa tukea mukana, markkinahallinta ja tarkoituksena tarjota tuottajille kannustamia kestävään tuotannon kasvuun. Meillä on kokonaisnäkemys uudistuksesta. Kokonaisnäkemys, johon kuuluu yhtäältä viljelijöiden tarpeet jatkaa tuotantoa, mutta myöskin kansalaisten toiveet. Tämä maatalouspolitiikka on julkista politiikkaa. Ja jos tämä Joten politiikka ei kykene sovittamaan näiden kahden suoraan mukana olevan osapuolen etuja, eli viljelijät, jotka saavat suoraa tukea ja suoraan tukea ja sitten suuri yleisö, joka saa epäsuorasti hyötyä tuotannon ja maaseudun ylläpitämisen kautta. Jos nämä, kaksi, nämä kahdenlaiset edut jäävät sovittamatta, niin kuilu kasvaa. Toisaalta viljelijöiden ja toisaalta Euroopan kansalaisten välillä. Ja politiikan ei pidä edetä tuohon suuntaan. Viljelijöiden täytyy kyetä työskentelemään Euroopan etujen mukaisesti, ja meidän politiikkamme tavoittelee juuri tätä. Haluaisin nopeasti palata kysymykseen resurssien kestävän käytön ja tuotannon lisäämisen keskeistä suhteesta. Usein sanotaan, että tässä pyritään jotakin heikentämään tuotantoa, kun pitää, se samanaikaisesti pyrkiä tuplaamaan tuotantoa. Ja sitten on niitä, jotka sanovat, että ehdottamamme ympäristötoimenpiteet ovat tällaista viherpesua, jossa ei oteta huomioon luonnonvarojen hyvän hallinnan tarpeita. Mutta se, että meillä on tällaisia äärimmäisiä kantoja, se kertoo, että meillä on jossakin tasapainoinen ehdotus, joka tukee maataloustuotantoa, mutta myös rohkaisee viljelijöitä toimimaan kestävällä tasolla. Ja toisaalta maatalouspolitiikka ei saa muuttua politiikaksi, joka tavoitteena olisi pelkkä maatalousmaisemien hallin, hallinnoiminen. Meidän täytyy tavoitella kestävää maataloustuotantoa. Olemme ponnistelleet poikkeuksellisesti, jotta saisimme innovoinnin ja tutkimuksen edistämään maatalouden kestävää tuottavuutta. Tulevaisuudessa ei ole mitään muuta keinoa lisätä kestävällä tavalla maatalous, maatalouden tuottavuutta meidän täytyy saada tutkimuksen tulokset kentälle. Me olemme identifioineet tutkimus- ja kehitysbudjetin maataloudelle. Nyt meidän on yhdessä taattava, että tämän budjetin käyttö on mahdollisimman tehokasta. Niin, että tuottavuuden ja tuotannon kasvot ovat kestävällä tavalla hyödyntäen tutkijoiden älyä. Meillä on myöskin tukea epäsuotuisemmassa asemassa olevalle tuotannolle. Ehdotuksemme on selkeästi vahvistanut tukea epäsuotuisemmassa asemassa oleville alueille. Me pyrimme paremmin määrittelemään tuotantoa tuon kytketyn tuen alueella, jossa tuotanto tai viljelijät olisivat häviämässä. EUn toimintaympäristöjen voimakkaiden erojen vuoksi. Eli kaikki tämä tuki pyrkii tuotannon kasvattamiseen. Meillä on myöskin työkaluja, joilla pyritään markkinasäätelyyn pyritään luomaan aito turvallisuus, turvaverkko markkinoille, mutta palaamme vielä tähän asiaan. Ja sitten puhun vielä ensimmäisen pilarin ekologisesta kilpailukyvystä. Meidän täytyy pyrkiä maatalouteen, jolla on korkea suorituskyky, mutta vaarantamatta luonnonvaroja – ei ole viljelijöiden eduissa toimia ympäristön hyvää hallintaa vastaan. Hyvää hallintoa on ja monilla Euroopan alueilla, ja tämän selkeä esiintuominen on osa tällaista julkista politiikkaa, yhteistä politiikkaa, joka on viljelijöiden hyväksi. Kaikki ovat samaa mieltä siitä, että tuotantoa ja tuottavuutta pitää kasvattaa, mutta en usko, että Euroopassa tuotantoa voidaan kasvattaa viljelypinta-alaa kasvattamalla, vaan hyödyntämällä olemassa olevaa pinta-alaa paremmin. Siksi meidän täytyy yhdistää nämä kaksi näkökulmaa. Me olemme ehdottaneet tämän aikaansaamiseksi asioita, jolla pyritään tuloksiin lisäämättä hallinnoista taakkaa liikaa. Sanotaan, että hallintotaakka kasvaa, mutta sama parlamentti haluaa myöskin, että komissio valvoisi budjettia paremmin eri politiikka-alueilla. Ja näinhän me teemme. Jos tuloksia haluaa, pitää niin asettaa tavoitteita. Yksinkertaista maatalouspolitiikkaa voisi olla, että jakaa rahaa, mitä vastineeksi pyytämättä. Mutta on ihan normaalia ottaa huomioon parlamentin vastuun äänestäjilleen ja ottaa huomioon tässä vastuussa hyvästä varainpidosta. Luonnollisesti, jos kysyy komissilta, että mitä rahoja käytetään, niin saa myöskin tuloksia vastineeksi. Ja tätä me teemme. me pyrimme tullakseen mahdollisimman yksinkertaisilla menettelyillä. Mitä yksinkertaistamiseen tulee liittyen hallintataakkaan, josta saadun kehityksen ohjelmia että näette, että meillä on me hyvää hallintaa. Tarjoamme jäsenvaltiolle mahdollisimman suurta joustavuutta, mahdollisuutta käyttää keinoja mahdollisimman yksinkertaisesti – nykytilannetta ajatellen meidän ehdotuksemme on mahdollisimman yksinkertainen, mahdollisimman helposti sovellettavissa jäsenvaltioissa. Tämä on yksinkertaistamista. Olemme myöskin käyneet läpi tämän ympäristö ystävällisen äh, politiikan hallinnollisen taakan, hallinnollisen taakan pyrkineet helpottamaan sitä. Ja me toimme alueita, jotka käyttävät varoja hyvin. Kontrollia voidaan vähentää, jos varainhallinta osoittautuu hyväksi. Tämäkin on yksinkertaistamista nykykontrollijärjestelmään. Meillä on myöskin maksujärjestelmä pientuottajille, joka yksinkertaistaa valvontaa 30 prosentin tapauksessa edunsaajia, joiden tuotanto kattaa vain 3 prosenttia tuotannosta. Tämä helpottaa hallintotaakkaa huomattavasti sekä hallinnon näkökulmasta että tuottajan näkökulmasta. Ja sitten ympäristöystävälliset toimet. Muistatte, että me keskustelimme monenlaisista toimista, joita olemme soveltaneet, ja olemme ehdottaneet ainoastaan sellaisia keinoja, joita on helppo valvoa jos me tarkastelemme asettamiamme tavoitteita ja välineitä ja hallinnollista taakkaa. Enpä usko, että olemme lisänneet hallinnollista taakkaa. Meidän täytyy yhä enemmän kiinnittää huomiota siihen, miten rahaa käytetään, mitä tuloksia saadaan. Ja lopuksi olemme Olet uskollisia sille, mistä yhdessä päätimme. Eli meidän pitää vahvistaa markkinoilla aitoa turvaverkkojärjestelmää, joka auttaa kriisin ehkäisemiseen, auttaa kriiseihin puuttumiseen. Siinä vahvistetaan perinteisiä keinoja, eli yksityiset varastot ja julkisen sektorin äh, interventiot poikkeuksellisissa tilanteissa. Me pyrimme myös siihen, että ennustamme tilanteita ja sitten toimimme nopeasti kriisitilanteessa. Me ennustamme myös välineitä, joita ei vielä ole olemassa, joilla pyrimme hallitsemaan vaikeita markkinatilanteita. Yhteiset rahastot ja vakuutusjärjestelmät, ja ajattelee, mikä tämä painoa me annamme tuottajajärjestelmälle hyvässä markkinasääntelyssä, niin meillä on nyt keinot Tätä parempi markkinoiden hallinto ilman vahvaa hallintopanosta, vaan niin, että tuottajat itse ovat voimakkaasti mukana markkinoiden hyvässä säätelyssä. Jos me haluamme vahvistaa tuottajajärjestöjä, heille täytyy antaa rahoitukselliset välineet, jotta he kykenevät työskentelemään yhdessä ja sitä kautta Takaamme hyvää markkinasääntelyä. Hyvä markkina antaa hyviä signaaleja tuottajille. Tässä muutama tekijä, jotka vahvistavat sitä ideaa, että komission ehdotus on tasapainoinen. Se on 27 jäsenvaltion unionille laadettu. Se ottaa huomioon Euroopan maanviljelyn monimuotoisuuden tavoitteena säilyttää yhteisen maatalouspolitiikan johdonmukaisuus. Totta kai Paulo. Komissio seuraa kaikkia keskusteluja, pyrkii kaiken keinoin parantamaan ehdotusta, mutta tällä hetkellä pyydän vain yhtä asiaa, kun me syvennämme tehtyjä ehdotuksia, ehdotuksia, jotka ovat teknisiä, niin poliittisessa keskustelussa meidän täytyy päätyä päätökseen, jotka, joka koskee teknisiä keinoja, joita sovelletaan kentällä, joiden pitää olla yksinkertaisia, mutta tehokkaita. Kiitos. Olen avoin kaikille keskusteluun. Non avremo dubbi, caro... Eh. Meillä ei ole epäilystäkään eh, siitä, hyvä komission jäsen, siitä yhteistyöstä, jota meillä on eh, komission kanssa ja kaikkien palveluyksiköiden kanssa, jotta voimme syventää kaikkia uudistuksen kohtia. Nyt menemme eteenpäin. Valitettavasti Tanskan maatalousministeri Mette Jerskov ei ole täällä. Äh, hänellä oli ongelma lentokoneen kanssa ja nyt täällä on seuraavana vuorossa Kyproksen maatalousministeri Sofoklis Aletaris. Kiitoksia puheenjohtaja. Euroopan parlamentin puhemies, vali, maatalousvaliokunnan puheenjohtaja, neuvoston edustajat, hyvät naiset ja herrat, hyvää iltapäivää kaikille. Ensinnäkin suurkiitos tästä aloitteesta järjestää tämä tapaaminen ja kiitän myös mahdollisuudesta saada puhua kokouksessa lyhyesti, koska komissio neuvosto, parlamentti ovat läsnä. Niin tämä on hieno tilaisuus. Mehän tiedämme, että eri toimielinten täytyy pystyä yhteistyöhön, jos haluamme varmistaa, että toimitaan asianmukaisella tavalla ja meidän pitää myös pystyä onnistumaan tässä uudistusprosessissa, kun muutamme yhteistä maatalouspolitiikkaa. Tämä on ehkä aivan kaikkein pisimmälle laadittu ja kehitetty politiikan ala koko EU:ssa. Komissio on laatinut ehdotuksia, jotka sisältävät paljon syvää ja laajaa ja moninaisia yksityiskohtia ja haluaisin kiittää komission sen Jolosta valtaista ponnistuksista, joita hän on tähän sijoittanut, hän ja hänen yksikkönsä. Edessä on siis monia haasteita, jotka ovat varsin monimutkaisia ja ajatkin ovat hankalat. Siksi on niin tärkeää, että pystymme viemään läpi tämän vaikean tehtävän. Tietenkin Kypros tulee olevan ensi vuoden lopulla tärkeällä paikalla puheenjohtajan pallilla. Ja olen varma, että teidän avullanne näiden kolmen puheenjohtajakauden toimesta me pystymme vuote, vuoden 12 loppuun mennessä viemään tämän keskustelun loppuun ja hyväksymään päätökset pääasetuksissa, joita tarvitaan, jotta voidaan ohjata yhteistä maatalouspolitiikkaa. Kypros tietenkin on pieni maa, meillä on rajalliset resurssit, olemme täysin tietoisia näistä sisäänrakennetusta komplikaatioista näissä asiallisten kysymyksissä, mutta kuitenkin Kypros on myös maa, jolla ei ole valtaisia kansallisia etuja asiassa. Me emme, meillä ei ole tässä omaa lehmää asiassa. Me haluamme olla rakentavia, kun pyritään yhteisiin tavoitteisiin. Haluamme toimia hyvässä uskossa ja toimia rakentavassa hengessä ja uskomme, että äh, tällainen hyvä toiminta hyödyttää kaikkia osapuolia, niin komissiota kuin Euroopan parlamenttiakin. Heti aluksi sanoisin, että ilman, että mitenkään ennakoin tulevia keskusteluja, niiden tuloksia, niin Kyproksella katsotaan suotuisesti näitä ehdotuksia, joita nyt komissiosta on tullut lähentyminen, sitä tarvitaan, kun pyrimme täyttämään EU 2020-strategiaa. Meidän täytyy pystyä saamaan aikaan ympäristöystävällisyyttä, myös kehittää tutkimusta ja kehitystä innovatiivisesti. Selkeitä kriteerejä tarvitaan, jotta kunnallakin käytetään hyväksi julkisia varoja. Tarvitaan sellaista toimintaa, jossa vastataan kysymyksiin, haasteisiin, joita ilmastonmuutos esimerkiksi asettaa, tai politiikkaa, jossa voidaan vastata kuluttajien vaateisiin. Ja pitää ottaa huomioon tietenkin viljelijät, suuret ja isot pienet tilat. Pitää laajasti tarkastella alueellisia tilanteita, maanviljelyn tilaa. Ei voida koskaan marginalisoida ketään tässä hankalassa yhtälössä. Olen varma, että löydämme keinot saavuttaa tämän tavoitteen. Tietysti rahoitus, monivuotinen rahoituskehys on nyt keskustelun alla ja sillä tulee olemaan oma merkityksensä. Varmasti kaikki voimme tarkastella tämän alan kehittymistä ilman, että tuntuisi siltä, että komission paketti on jo ennalta päätetty. Uskon, että me kaikki voimme jättää merkkimme siihen, Mielestäni tämä tapaaminen on hyödyllinen siksikin, että näin voimme lisätä tietoisuutta juuri siitä, kuinka tärkeästä politiikan sellaista yhteisessä maatalouspolitiikassa on. Ja näin voimme paremmin vasta esiin, e, vastaan tuleviin haasteisiin ja toimia EU 2020 strategian hengessä. Toivon vielä, että läheisellä yhteistyöllä kaikkien tahojen kesken, toimijoiden kesken, pystymme saamaan aikaan hyviä tukevia ehdotuksia ja voimme edelleen kehittää komission laatimaa pakettia ja loppujen lopuksi sitten saamme uudistusehdotukset, jotka toimivat käytännössä, pystyvät yksinkertaistamaan asioita ja joita pystytään myös toteuttamaan. Niin yksinkertaistamista olen kirjoittanut tämän sanan isolla yllä, niin, että todellakin Tämä ei ole pelkästään mikään aikomusilmoitus. Tämä pitää todellakin pystyä toteuttamaan. Meidän pitää saada ensimmäinen pilari ympäristöystävällisemmäksi. Tarvitaan sellaisia ehdotuksia, jotka toimivat myös pienille, pienillä tiloilla. Ja uskon, että nämä reformit auttavat meitä laatimaan yhteisen strategian ja näin voimme sovittaa toimintaa yhteen muidenkin politiikan sarojen kanssa. Tämä on mielestäni paras pohja jolta voimme lähteä rakentamaan yhdessä maatalouspolitiikan toista pilaria. Uudistusten ei, täydy miten, mitenkä, ei pidä mitenkään johtaa minkäänlaisiin viivästymyksiin tai tehdä sitä, että on vaikeampi toteuttaa mahdollisuuden kehitysohjelmia. Me emme halua mitään epätasapainoista YMPtä, missä yksi pilari olisi vahvempi kuin toinen ja toinen sitä kärsisi. Haluaisin myös korostaa, kuinka tärkeä Kyproksen kanta on, mitä tulee ilmastokysymyksiin. Me uskomme, että meidän täytyy pystyä lieventämään ilmastonmuutoksen vaikutuksia, meidän pitää pystyä vähentämään päästöjä, pitää löytää keinot ottaa käyttöön hiilinieluja, jotta hiilidioksidipäästöistä ei noin vain luovuta me voi, meidän pitää voida ne sitoa ja YMP on yksi oikea ympäristö tällaiselle toiminnalle. Meidän pitää myös varmistaa se, että vaikka ilmasto muuttuukin, niin maanviljelys pystyy kehittämään. Mitä tulee sitten siihen, miten resursseja jaetaan? Tarvitaan selkeät kriteerit, jotka ovat linjassa haasteiden laajuuden kanssa liittyen ilmastonmuutokseen. Uskon, että paljonkin tietoisuutta pitää vielä pystyä lisäämään, koska en usko, että kaikki ovat vielä aivan tajunneet, mistä on kysymys. Kaikki eivät ole vielä ihan ymmärtäneet, että jos ihmiset jättävät maaperän Menis μέχρι πρότινος καλλιεργούμενος γεωργικός. Toimitaan markkinoilla tuotantoalueella. Niin se on huono ympäristön kannalta. Ei siis pitää hylätä maata, ja tämä on huono asia, koska tämä tarkoittaa oikeastaan aavikoitumista ja maan erosiota. Ja on varsin houkuttelevaa vain hylätä viljelysmaa tällaiseksi, koska on toinenkin maankäyttö, joka on myös hedelmällisempää maaperää, mutta kaiken kaikkiaan tässä ei pystytä ottamaan ympäristöä kunnolla huomioon. E, e, tämä ei liity pelkästään Välimeren alueeseen. Mielestäni tarvitsemme suurempaa avoimuutta, kun jaetaan varoja erityisesti toisen pilarin kohdalla. Jos ajatellaan komission filosofiaa, vaikutusarviointeja, niin näissä kyllä on mahdollista saada aikaan realistinen skenaario, joka tavallaan heijastelee ensimmäistä pilaria. Mielestäni tämä olisi hyödyllinen, tuloksellinen lähestymistapa. Vielä on tilaa vähän siistimisellä tässä ehdotuksessa. Uskon, että me kaikki haluamme osallistua tähän tiivistämistyöhön, jotta terve järki voittaa koko ehdotuksessa. Luotan kyllä siihen, että jatkossakin pystymme toimimaan rakentavalla tavalla. Uskon, että paljon löytyy hyvää tahtoa, rehellisiä aikomuksia kehittää tätä pakettia. Kiitos. Bene, grazie. Kiitos. Ministeri Sofokles, ja nyt esitteleten vuoro. sen Luis Capula Santos. Muito obrigado, senhor presidente, senhor presidente do parlamento. Kiitos, puheenjohtaja. puhemies, arvoisat paneelin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Aluksi kiittäisin teitä siitä, että olette tulleet tähän aloitteeseen. Tämä tilaisuus hyvin kuvastaa näiden kolmen instituution halua toimia yhteistyössä ryhmäni puolesta ja esittelijänä sanoisin, että minä ja ryhmäni ovat käytettävissänne. Työskentelemme yli ryhmien ja komission neuvoston kanssa. Ei ole mikään sattuma, että yhteinen maatalouspolitiikka on yksi vanhimmista politikoista ja myöskin yhteisimmistä EU:ssa. Se perustuu vaurauden ja solidaarisuuden periaatteille, jotka ovat osa koko eurooppalaista projektia. Meidän pitää muistaa, että meidän syvimmät juuremme ja kulttuurinen identiteettimme ovat maaseudulla. Ja tämän vuoksi meidän on tartuttava näihin vaikeisiin haasteihin, jotka syntyvät siitä, että kansallinen itsekkyys on kasvussa. Historia on näyttänyt, että meidän on edettävä, sopeutettava YMPtä Euroopan uusiin oloihin. Sen pitää olla oikeudenmukaisempi viljelijöille ja jäsenvaltioille, mutta sen pitää olla myös ympäristöystävällisempää ja ottaa huomioon kuluttajien ja veronmaksajien tarpeet. Kaikkien näiden asioiden yhteensovittaminen ei ole helppoa. Eli meidän täytyy vuoropuhelun ja kompromissien hengessä kantaa tämä vastuu. Komissio on tehnyt koko joukon ehdotuksia, sen periaatteet ehdotukset, ovat pohjimmiltaan parlamentin hyväksymien periaatteiden mukaisia. Parlamentti on kaksi kertaa käsitellyt näitä asioita tänä vuonna hyväksymällä kaksi tähän liittyvää mietintöä laajalla enemmistöllä. Kysymys on siitä, miten me käytännössä sovellamme näitä periaatteita. Meillä on ollut erilaisia kielteisiä reaktioita politiikasta ja viljelijöiltä monesta jäsenmaasta – me jäämme kritiik- osan kritiikistä. Budjetti on eh, erityisen riittämätön. Ottaen huomioon, että suoratuki, joka on uudistuksen ytimessä, perustuu ainoastaan historialliseen tilanteeseen, mitä ei voi hyväksyä. Jos ajatellaan tämän historiallisten kriteerien säveltämistä viljelijöihin, niin Komissio on kääntänyt ihan asiat päälailleen. Ensimmäiseksi täytyy tehdä laskelmat ja sitten katsoa, mikä on se kansallinen vaikutus. Totta kai eroja voi sitten syntyä. Näin on aina yhteisen maatalouspolitiikan historiassa käynyt. Tämä on tämä villakoiran ydin. Ja tässä tarvitaan eniten poliittisen kompromissin henkeä. Olen varma, että me löydämme tasapainoisen äh, kannan muista kysymyksistä, kuten ympäristöystävällisyys, markkinasääntely, painopistealueiden asettaminen, äh, hyväksyttävissä olevat kriteerit ja sitten nämä muiden rahastojen asuus ryhmässä me kaikki työskentelemme yhdessä kantaaksemme vastuumme. Ja luotan, että muut ryhmät ja instituutiot liittyvät tähän ponnisteluun ja tämä johtaa mitattaviin tuloksiin. Kiitoksia kovasti Luisi nyt Michel Danta. Kiitoksia puhemies. Mitä tulee yhteisen markkinajärjestelyyn, niin aloittaa kahdella mm, muistuttamisella. Ensinnäkin Alberdesin mietinnössä Euroopan parlamentti otti kantaa sen puolesta vahvistettaisiin tuottajien osaa tuotantoketjussa. Joskus sitten taas myöhemmin Jose Bovie otti esille pahoittelen sitä, että osuus vain vähenee, joka tulee tuottajille, ja tämä vähentyminen on ollut 10 prosenttia kymmenessä vuodessa. Tietysti meidän pitää voida korjata tällainen tilanne. Toinen asia, joka pitää, josta pitää muistuttaa, hiilen historia osoittaa, että vain markkinalait maataloustuotteiden kohdalla ei pysty meitä säästämään vakavilta kriiseiltä, jo, joissa maatalousteollisuus tai viljelijät eivät kunnolla pysty vastustamaan tällaista toimintaa. Markkinakriisiin liittyy vielä viljelijöiden kohdalla ilmastokriisi, terveydelliset kysymykset. Ja tässäkin tuotteilla on yhä vaikeampi toimia tällaista vastaan, koska marginaalit ovat varsin rajoittuneita. Ehdotus, jonka komissio meille tekee, sisältää mielenkiintoisia seikkoja, joilla pyritään vastaamaan näihin kysymyksiin, mutta on aivan selvää, että nämä pyhät kilpailusäännöt ovat alun perin estäneet hyvän toiminnan. Me emme tietysti olemme pyrkineet kiinnittämään huomiota viljelijöiden, toi, viljelijöiden huomioon markkinoiden, mutta meidän pitää tehdä tämä varastojärjestelmä avoimemmaksi. Meidän pitää yhdessä miettiä asioita ja pystyä näin syventämään tätä ehdotusta. Mutta minusta tuntuu aivan erityisen, erityisen tärkeältä, että uudelleen määrittelisimme kilpailuoikeuden, jota sovelletaan maatalouskysymyksiin. Voidaanko toisaalta jättää viisi kuusi suurta elintarvikeryhmittymää tällaiset mastodonnit toimimaan ilman, että mitenkään reagoidaan. Ja sitten voidaan jopa puhua kartelleista, niin kuin kilpailuviranomaiset tekevät silloin, kun jotkut tuhannet viljelijät haluavat järjestäytyä siellä tai täällä, jotta myös voisivat vaikuttaa markkinoilla. Lopuksi, miten voidaan sitten puuttua markkinoiden toimintaan? Tästä tietysti tarvitaan paljon toimintaa komissiolla. Se on se tehtäväkin. Me emme halua ottaa tätä tehtävää sieltä pois. Kuitenkin kannattaa miettiä, säädeltyjä äh, säädöksiä ja ehdotuksia, joita komissio tekee, ja jotka ehkä huomenna kattavat päätökset, jotka meidän mielestämme liittyvät päätöksentekoon, joka kuuluu ministerineuvostolle ja toisaalta Euroopan parlamentille. Kiitoksia. Kiitoksia Michel. Ja nyt seuraavaksi Giovanni Lavia. Kiitoksia arvoisa valiokunnan puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, hyvät ministerit ja kollegat. Suurella ilolla osallistun tämänpäiväiseen tapahtumaan, koska uskon, että myös meille äh, uudistuksen esittelijöille maatalousvaliokunnassa Euroopan parlamentissa äh, tämä on tärkeä hetki, äh, jossa voimme kuunnella ja kuulla kaikilta maat maatalousalan toimijoilta kaikista Euroopan unionin jäsenvaltioista siitä, mikä ovat heidän näkemyksensä komission ehdotuksesta. Maatalouspolitiikka on historiallista Euroopan unionin politiikkaa ensimmäinen politiikan ala, johon on eniten mennyt määrärahoja ala jossa kaikki jäsenvaltiot ovat aina istuneet saman pöydän ääreen saadakseen aikaan yhteisymmärrykseen. Tänä päivänä maat, yhteisen maatalouspolitiikan lisäarvo on selvä. On selvää, että yhdessä voidaan saavuttaa paljon parempia tuloksia kuin mitä yksittäiset jäsenvaltiot voisivat saavuttaa kansallisella maatalouspolitiikalla. YMPn Eurooppalainen ulottuvuus on siis selvä. Ja äh, tämä äh, yhteinen maatalouspolitiikka meidän on uudistettava. On selvää, että yhteinen maatalouspolitiikka tarvitsee resursseja ja tässä komission ehdotuksessa ähm, mm, mitä tulee resursseihin yhteen, YMPtä varten määrärahat on jäädytetty verrattuna vuoteen 2011. Ähm, ja lisäksi määrärahat tulevat vähenemään äh, Äh, askel askeleelta tulevina vuosina. Tietenkin tämä yhteisen maatalouspolitiikan merkityksen väheneminen Euroopan budjetissa on asia, jota meidän on pohdittava, jota emme voi jättää huomiota. Tietenkin yhteisen maatalouspolitiikan täytyy sopia yhteen ähm, monivuotisiin rahoitusnäkymiin, ja tämä hyvä komission jäsen minua huolestuttaa, koska te tiedätte hyvin, miten yhteisten rahoitusnäkymien äh, hyväksyminen voi tapahtua tapahtua teknisesti ainoastaan jäsenvaltion yksimielisyydellä ja nyt kun me olemme kriisi, ai, elämme kriisiaikoja ja jäsenvaltioiden kannat ovat hyvin erilaiset, niin tämä kyllä huolestuttaa meitä. Ja tästä näkökulmasta meidän on katsottava myös mitä mieltä olemme tästä YMPn uudistusehdotuksesta. Ja ajatus, että tämä menettely saadaan äh, saatettua päätettöön ennen kuin tiedämme, millaisia määrärahoja yhteiselle maatalouspolitiikalle annetaan, ei äh, ole hyvä ajatus. Meidän täytyy siis tarkastella, äh, millaisessa aikataulussa hyväksytään uudet rahoitusnäkymät ja millaisessa YMPn uudistus verrattuna siihen aikatauluun, jonka alun perin määrittelimme. Tämä varmaan tarkoittaa lykkäystä, mutta uskon, että se on tarpeen, koska on hyvin vaikea määritellä, kuinka paljon määrärahoja voidaan antaa ensimmäisen pilarin viherryttämiselle, jos emme tiedä kokonaismäärärahoja. On hyvin vaikea määritellä, kuinka paljon määrärahoja annetaan maaseudun kehittämiselle, jos ei ole rahoitusnäkymiä. On vaikea määritellä uudet säännöt, jos emme tiedä, mistä puhumme. On selvää, että tämä on tie, joka meidän on kuljettava yhdessä samanaikaisesti, kun uudistetaan monivuotisia rahoitusnäkymiä. Eräs asia huolestuttaa minua, nimittäin kun vanhoja asetuksia sopeutetaan Lissabonin sopimukseen, niin vaarana on, että nämä kaksi aihetta eh, asettautuvat päällekkäin ja tämä ei ole hyvä asia eikä se tule nopeuttamaan uudistuksen eh, päättämistä. Ensin meidän on katsottava, miten saadaan eh, asetukset sopeutettua Lissabonin sopimukseen. Ja lopuksi haluaisin toivoa seuraavaa, että YMPn rahoituksen rahoitus voi johtaa siihen, että käytetään paremmin olemassa olevia määrärahoja ja paremmin myöskin erilaisia sanktiomenettelyjä, koska hyvin usein yksittäiset EU-jäsenvaltiot ovat kärsineet, koska on leikattu sumittaisesti. Pitäisi käyttää paremmin eh, erilaisia analyysimenetelmiä. Kiitoksia. Nyt aloitamme keskustelun. Annan puheenvuoron kahdelle ministerille ja sen jälkeen kahdelle jäsenelle. Ensin Belgian ministeri Sabin Laurelli ja sen jälkeen Bulgarian ministeri eh, eh, herra Naidenov. Kiitoksia Paolo. Ensin haluaisin kiittää sinua ja Marekia tästä kokouksesta. Tämä onkin ensimmäinen kerta, kun tällainen kokous järjestetään ja tämä osoittaa, missä määrin meidän keskustelumme täytyy tähän kaikkeen liittyä. Tämä prosessi on yhteispäätösmenettelyä. Mitä tulee ehdotukseen, en mene yksityiskohtiin, haluaisin ensinnäkin korostaa joitakin myönteisiä seikkoja. Ensinnäkin on hyvä, että ne ovat olemassa ja me todellakin voimme alkaa nyt tältä puolta työtä Toiseksi tietyt toimenpiteet ovat meistä myönteisiä, erityisesti toimenpiteet, jotka koskevat nuoria viljelijöitä, vaikkakaan ne eivät ole riittäviä vielä sitten on ehdotuksia, jotka ovat tässä kiireellisiä toimia ja tätähän on, meiltä on puuttunut maitosektorin ja muissa kriisissä ja muissa tällaisissa kriisitilanteissa. Sitten toiset toimenpiteet, jotka mahdollistavat sen, että tuottajajärjestöt voivat järjestäytyä ja toivottavasti näin niillä on vahvempi neuvotteluvalta. Näiden myönteisten seikkojen lisäksi ikävä kyllä minulla on sitten sellaisia kielteisiäkin asioita jotka ottaisin esille ennen kaikkea, mitä meihin tulee, kun tulemme analysoineet näitä tekstejä, niin emme näistä teksteistä näe ollenkaan minkälaista yksinkertaistamista, emmekä avoimuuttakaan, että se olisi mitenkään lisännyt päinvastoin. Ja olen käyttänyt tässä tällaista esimerkkiä lasanesta, on erilaisia kerroksia, eri makuja, ja on vaikea saada kokonaiskuva tästä yksinkertaistamisesta. Sitten toiseksi, kun uudelleen jaetaan va- toi, resursseja valtioiden kesken ja niiden sisällä, niin ei me todellakaan voi tällaiseen suostua, ja otetaan vaikka Belgia esimerkkinä, koska kerran olen Belgian ministeri, ehkä tämä minulle suodaan, niin Belgiassa me menetämme kaikkein eniten, joten Meillä on sellaisiakin viljelijöitä, jotka ovat kaikkein tuottavimpia koko Euroopan tasolla. Meillä on erityispiirteitä alueellisesti, joita ei ollenkaan ole otettu huomioon. Ajattelen tässä erityisesti kaupunkiympäristöjä. Sitten kielteinen seikka. Tämä ympäristöystävällisyys, me emme ollenkaan jaa näitä toimenpiteitä, joita on ehdotettu. Meistä ne ovat paljon liian, monimutka, liian monimutkaisia ja kalliita ja tarvitsisimme paljon enemmän joustavuutta. Sitten vielä lopuksi näistä yksikielteinen esimerkki, nimittäin ehdotus siitä, että hylättäisiin kiintiöt sokerin kohdalla jo vuonna 2015. Tiedetään kuitenkin, että tämä sektori läpi, läpikävi vuonna 2005 suuren reformin ja pitäisi antaa aikaa sopeutua. Emme tietenkään vastusta sitä, että luovuttaisiin kiintiöstä, mutta ei niin nopeasti. Mitä tulee sitten tähän toiseen pilariin? Tässäkin olemme samaa mieltä joistakin tavoitteista. Joisten kohdasta emme ole samaa mieltä esimerkiksi siitä, kun määritellään näitä epäsuotuisia alueita, mutta jotta voisi analysoida hiukan hienovaraisemmin, teknisempin, ja näinhän on se toimia, niin sitten pitäisi voida saada käyttöön lukuja, jotka ovat paljon täsmällisempiä, mitä tulee itse komission ehdotuksiin ja mitä tulee näihin Eh, noihin maiden kesken. Ja vielä lopuksi, tämähän on vasta ensimmäinen analyysi, täältä puuttuu meidän mielestämme yksi olennainen kohta, siis näistä komission ehdotuksista. Nimittäin ei mitään eh, rakentavaa keinoa ole mukana, jolla voitaisiin taistella tehokkaasti tällaista vitsasta vastaan, joka koskee viljelijöitä, mutta myös kuluttajia. Ja tässä tarkoitan äärimmäistä hintojen vaihtelua. Emme näe mitään konkreettista tästä asiasta näissä ehdotuksissa. Luonnollisesti Paolo Marek, tehän tiedätte, että Belgia niin kuin aina tulee osallistumaan myönteisessä hengessä tähän keskusteluun ja rakentavassa hengessä myös. Kiitos. Grazie Sabine. Adesso la parola Miroslav Naidenov, ministro bulgaro dell'agricoltura. Sitten Miroslav Naidenov, Bulgarian maatalousministeri ja sitten seuraavaksi parlamentin jäsenet. Minä haluaisin kiittää teitä siitä, että sain puheenvuoron. Kiittäisin maatalousvaliokuntaa, Puolan puheenjohtajuutta ja komissiota siitä, että te mahdollistatte tämän yhteisen keskustelun näistä niin tärkeistä uudistuksista. jotka valavat yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuuden pohjaa. Keskityn muutamaan asiaan. Ensinnäkin suorat tuet, ympäristöystävällisyys ja erityistukijärjestelmät ja lähentyminen. Suorat tuet ovat äärimmäisen tärkeitä. He tarjoavat tulotukea viljelijöille, mutta näiden tavoitteiden saavuttamiseksi ja haasteiden voittamiseksi budjettirahoituksen täytyy olla riittävää. Uudelleenjako jäsenvaltioiden kesken ja sisällä on tärkeä asia. Ja toivomme, että kaikkia viljelijöitä kohdellaan samalta pohjalta lähtömaasta, kotimaasta riippumatta. Suorintokien korjaus, menettely on askel eteenpäin, kyllä, mutta meillä pitäisi olla kunnianhimoisempiakin keinoja tähän suuntaan. Mitä sitten lähentymiseen tulee, Bulgaria ja Romania haluaisivat, että enimmäismäärä saavutettaisiin 2014 eikä myöhemmin. Tämä olisi erittäin tärkeää Bulgarian ja Romanian maanviljelijöille. Näyttäisi heitä löytämään paikkansa Euroopan markkinoille. Sitten ympäristöystävällisyys. Totta kai ekologisten kriteerien käyttöönotto on tärkeää, mutta 30 prosenttia on liikaa. Minusta ja pitäisi olla enemmän joustavuutta prosenttien suhteen, niin että jokainen jäsenvaltio voisi ratkaista omat ympäristöohjelmansa omalla tavallaan. Pidämme myönteisenä sitä, että tuki voi olla ehdollistettua ja että voidaan tukea erityisesti sangemissa olevia aloja. Meillä on varaumia, mitä tulee tähän 150 euron kynnykseen. Meistä tämän kynnyksen pitäisi olla jo joustavampi ja jäsenvaltiolla pitäisi olla mahdollisuus paremmin hallinnoida varoja ensimmäisen ja toisen pilarin puitteissa. Ja siirtojen pitäisi olla joustavampia. Tämä 2000 11 valitseminen viitevuodeksi on tärkeä asia. Ajatellen 2014 toteuttamista, mutta toisin kuin vanhat jäsenvaltiot, Bulgariassa viljelyala on laajempi kuin on ajateltu meillä on enemmän projekteja. Ja tämä tulee lisääntymään, mitä sitten markkinasääntelyyn tulee ja mitä interventioihin ja muihin väliin näihin tulee ja alakohtaisiin tekijöihin tulee. Me kannatamme sitä, että meillä on erilaisia välineitä käytössä. Meidän täytyy luoda turvaverkko, mutta olemme kuitenkin sitä mieltä, että me lisää toimia tarvitaan. Mitä maaseudun kehitykseen painopistealueisiin ja strategisiin puitteisiin tulee ja riskinhallinnan työkalupakkiin tulee, niin me Tuemme kaikkia toimia, joilla pyritään parempaan yhteistyöhön metsätalouden ja maatalouden yhteistyössä. Samoin haluamme lisää yhteyksiä tutkimuksen kanssa, mutta mistä tämä komission viiden prosentin kynnys ei saa tukeamme. Kiitoksia ministeri Naidenova. Olen pahoillani, mutta täytyy noudattaa näitä puheaikoja, jotta voidaan huomioida ähm, niiden, äh, se, että joidenkin kollegojen täytyy lähteä täältä ennen kokouksen äh, loppua. Nyt äh, ensimmäisenä kollega Dess, olkaa hyvä. Puheenjohtaja, hyvä neuvoston puheenjohtaja, hyvät äh, ministerit jäsenvaltioista, hyvät naiset ja herrat. Parlamentin neuvosto ja komissio äh, on tulevaisuudessa äh, korkea vastuu vuoden 2013 jälkeisestä yhteistä maatalouspolitiikasta. Me olemme vastuussa yli 14 miljoonasta maanviljelijöistä, jotka, joilla on alla 570 miljoonaa hehtaaria maanviljelysmaata. Meillä on miljoonia kuluttajia, jotka tarvitsevat joka päivä tuoreita elintarvikkeita ja olemme vastuussa myös miljoonista työpaikoista maanviljelysalalla. Kun katson Eurooppaa, niin viime vuosikymmeninä siellä on maatalouspolitiikka on paljon kestävämpää kuin talous- ja rahoituspolitiikka joissain jäsenvaltioissa. Kun kuuntelen tässä joitain keskusteluja, niin minulla saan sen vaikutelman, että maatalouspolitiikassa on suurimmat puutteet, mutta suurimmat puutteet ovat aivan jossain muualla. Maanviljelijät ajattelevat sukupolvia eteenpäin. Muilla politiikan aloilla usein ajatellaan yhdestä vaalista toiseen, ja siksi vastustan sitä, että maataloutta kohtaavat liialliset vaatimukset, jotka tulevat rajoittamaan maatalouden teho, tuottavuutta ensi vuosina. Minä olen lukenut viime vuosina suurimman osan näistä 125 sivusta ja olen aika kauhistunut siitä, että syntyy se vaikutelma, että tulemme kohtaamaan yhä enemmän byrokratiaa. Jopa komissio ajattelee, että mm, Euroopan maatalous tulee kohtaamaan lisää byrokratiaa. Olen komission jäsen Cholosin kanssa samaa mieltä siitä, että meidän täytyy ensin tarkistaa nämä ehdotukset ennen kuin kritisoimme kaikkea. Ja eh, olen myös sitä mieltä, että jos kritisoimme ehdotuksia, meidän täytyy tehdä vastaehdotuksia. Eh, sitä varten meillä on parlamentin ja neuvostona ensi kuukausina aikaa niin, että voimme löytää mm, järkeviä kompromisseja, jotka huomioivat eh, erityislaatuiset piirteet eri Euroopan alueilla maat Taloudessa, Minulla niin on se vaikutelma, että komission ehdotuksessa näitä eri tilanteita ei huomioida. Meidän täytyy luoda YMP sellaiseksi, että maataloudella on hyvä tulevaisuus. Meidän on vähennettävä epätasa-arvoisuutta ja puutteita silloin, kun ei toimita kestävästi. En halua nyt mennä yksityiskohtiin, minulla ei ole aikaa siihen, mutta ongelmat ovat nimenomaan yksityiskohdissa ja meidän täytyy ne selvittää lähiaikoina. Lopulta meillä ei saa olla sellaista uudistusta, jossa rahoituskriisin takia mahdollisesti meidän maanviljelijämme saavat vähemmän äh, rahaa, mutta kärsivät suuremmasta byrokratiasta. Tätä me emme tule tukemaan. EPP-ryhmä tulee tekemään kaikkensa, jotta elintarviketurvallisuus varmistetaan ja maanviljelijät äh, saavat tulevaisuuden. Teidän ehdotuksenne, hyvä komission jäsen, on pohja keskustelulle. Meidän tehtävämme on muokata tämä ehdotus sellaiseksi, että se on hyväksi Euroopan maanviljelijöille. Kiitoksia. Kiitoksia, Albert Irache. Gracias, señor presidente, señores. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät ministerit, vieraat. Uskon tämän päivän kokous voi olla tilaisuus vaihtaa mielipiteitä, ajatuksia maatalousministereiden kanssa, jotka tulevat, eh, heillä ehkä on jo selkeä kanta siitä, miten arvottamat ja arvioivat tätä komission ehdotusta maatalouspolitiikan uudistamiselta. Sitten voimme myös parlamentaarikkoina ilmaista, ilmaista kantajamme. Tämä on ensimmäinen kerta että tässä valiokunnassa. Me olemme jo keskustelleet tästä tietysti aikaisemmin, mutta on erittäin tärkeää, että tällainen tilaisuus on järjestetty, vaihtaa ajatuksia. Ehkä kanta, jonka parlamentti on ottanut aikaisempien mietintöjen yhteydessä, on edelleenkin tämmöinen strateginen ydin, siitä, minkälaista yhteistä maatalouspolitiikkaa me haluamme. ymmärrän kyllä, minkälaista epävarmuutta liittyy joihinkin kysymyksiin, koska suurin osa meistä on näistä samaa mieltä. Esimerkiksi mitä tulee tähän budjettikysymykseen, parlamentti otti jo kantaa asiaan ja totesi, että me emme voi hyväksyä minkäänlaisia budjetin vähennyksiä yhteisessä maatalouspolitiikassa, koska ymmärrämme, että jos me jaamme haasteet ja ja minkälaista uutta politiikkaa tarvitaan, minkälaisia uusia välineitä, niin tarvitsemme myös riittävän budjetin, jotta voimme näin toimia. Tässä mielessä edelleenkin vaadimme kunnon budjettia. Sitten on muita kysymyksiä, joita olemme ottaneet esille ja olemme olleet hiukan epäluuloisia komission ehdotuksen suuntaan. Tehän tunnette nämä kysymykset, arvoisa komission jäsen, silloin kun hän viittasi siihen, että tässä otetaan huomioon maanviljelyksen monimuotoisuus Euroopassa, niin uskon ja luulen, että joissakin tapauksissa näin ei kuitenkaan ole, koska ihan vaikka vain esimerkkinä, jos otetaan yhtäläisiä tarifeja, silloin ei oteta huomiota maataloustuotannon erilaisuutta Euroopassa, ja siksi uskon, että meidän pitäisi kaikkien pohtia sitä, miten voisimme muuttaa tätä ajattelua, että voisimme paremmin reagoida erilaisiin tilanteisiin eri sektoreilla. Sitten lopuksi, tietysti on paljon asioita, jotka ottaisin esille, mutta valitsen kysymyksen, joka on myös konkreettinen. Kuuden tämä komissaari sanoi, että hän haluaa säilyttää tuotannon kaikilla alueilla EU:ssa. Ja kun ajatellaan sokeria, se on hyvä esimerkki mielestäni siitä, miten paha huono päätös voi luo, johtaa siihen, että luovutaan tuotannosta tietyllä alueella ja siksi uskon, että pitäisi hiukan miettiä ja keskustella ehdotusta, jonka komissio on tehnyt meille sokerikiintiöistä, jotka pitäisi ottaa käyttöön, tai jos pitäisi lopua jo vuonna 15 parlamentti on niistä erilaisen kannan tästä asiasta, näin us, ollen uskon, että keskustelu on auki. Meidän pitää pystyä vaihtamaan mielipiteitä, käsityksiä ja todella tehdä sellainen ehdotus, joka takaa sektorin tulevaisuuden, takaa kannattavuuden – ja sen, että väki pysyy maaseudulla. Tämäkin on kysymys, joka on varsin hankala näinä aikoina. Siksi toivon, että tulevana kuukausina meillä on mahdollisuus tehostaa, rikastuttaa keskustelua ja saada aikaan sopimus, joka hyödyntää maataloussektoria Euroopassa. Kiitos. Kiitoksia. Ja nyt annan puheenvuoron kahdelle ministerille ensin Ilse Aigner, Saksan maatalousministeri ja sitten Rose Aguilar, Espanjan maatalousministeri. Olkaa hyvä. President. Kiitoksia puheenjohtaja Arvoisa, puheenjohtaja Marek Savitski, hyvä komission jäsen Cholos, hyvät kollegat neuvostosta ja Euroopan parlamentista. Haluaisin sydämellisesti kiittää kutsusta tähän tämänpäiväiseen Euroopan parlamentin maatalousvaliokunnan kokoukseen ja olen erittäin iloinen siitä, että meillä on mahdollisuus tänään yhdessä parlamentin kollegojen kanssa ja neuvoston kollegoiden kanssa keskustella. Ja heti aluksi haluaisin sanoa, että Saksa todella tukee komission tärkeitä tavoitteita, mutta me olemme sitä mieltä, kuten jotkut kollegatkin ovat sanoneet, että tärkeät kysymykset ovat vielä auki, jotka meidän on selvitettävä tässä menettelyssä. Ja haluaisin nyt tässä käsitellä ainoastaan muutamia kysymyksiä. Ensinnäkin olemme sitä mieltä, että komission ehdotus suorien tukien suhteen on avoin järjestelmä. Olemme eh, tyytyväisiä siihen, mutta me tarvitsemme vielä selkeyttä sen suhteen, eh, mikä on kokonaisbudjetti ja mitkä ovat eh, uudet rahoitusnäkemät suorien tukien uudelleenjako jäsenvaltioiden kanssa pitää selvittää vasta sitten, kun on käsitelty myös muita eh, EU-politiikan saroja, esimerkiksi rakennerahastot ja maaseudun kehittäminen. Tuemme komission ehdotusta tästä alueellisesta tai kansallisesta eh, yhdenmukaisesta suorien tukien jakamisesta jäsenvaltioiden sisällä ja meillä on hyviä kokemuksia ollut tästä lähestymistavasta Saksassa. Mitä tulee eh, kansallisten suorien tukien jakamisessa liittyen pinta-alaan, niin sitä ei tulisi kyseenalaistaa. Saksassa suorat tuet on, niillä on asetettu katto myös perustuen palkkoihin. Komissio aikoo nyt siirtyä pois tästä pinta-alaan liittyvästä täysin sidotusta tuotannosta ja tätä me emme halua komissio, me olemme sitä mieltä, että äh, sitomista Lisäksi ähm, ympäristötukia näissä maatalouspolitiikassa tulisi lisätä, mutta sen täytyy olla yhteen sopiva elintarvike turvallisuuden kanssa ja sen kanssa, että käytet, kasvatetaan energiakasveja ja muita hyötykasveja. Täytyy huomioida se, että maatalouspolitiikka jo tänä päivänä huomioi ympäristön näkökohdat. Meillä on maanviljelijöitä, jotka osallistuvat kattavasti maatalon ympäristötoimenpiteisiin eivät saa kärsiä tällaisesta ylimääräistä viherryttämisestä ja siksi on varmistettava, voitaisiinko tämä luomuviljelyn erottaminen laajentaa myös muihin aloihin toisessa pilarissa. Kolmanneksi maaseudun kehittäminen. Me tarvitsemme suunnitteluvarmuutta. Täytyy saada välttää suuret muutokset, mitä tulee määrärahoihin, jotka jaetaan jäsenvaltioille. Tämä koskee myös epäsuotuisten alueiden määrittelystä. Haluamme pitää kiinni olemassa olevasta määrittelystä. Ja lisäksi tämä koordinointi tarve lisääntyy meidän mielestämme selkeästi ja nyt tulemme viimeiseen tärkeään kohtaan, nimittäin YMPn uudistamiseen se on, eh, ja yksinkertaistamiseen. Se on meille erittäin tärkeää. Kannustan komissiota siihen, että YMPn yksinkertaistamista viedään eteenpäin ja tähän asti ehdotetut toimenpiteet eivät riitä. Kaiken kaikkiaan on huolestuttavaa se, että byrokratia tulee ennemminkin lisääntymään. Lopuksi olen myös sitä mieltä, että meillä on edessämme pidempi prosessi ja yhdessä komissio, parlamentti ja neuvosto on löydettävä hyviä ratkaisuja. Tulemmekin löytämään hyviä ratkaisuja yhteisen maatalouspolitiikan nimissä. Kiitoksia. Ja nyt Rosa Aguilar Pyydän anteeksi, jos muutan hiukan tässä ministerien eh, järjestyksessä, mutta yritän ottaa huomioon eh, lentoaikataulut. Muchas gracias. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisat parlamentin jäsenet, hyvät kollegat, me arvoisat ministerit, ensinnä haluaisin kiittää niitä, jotka tekivät mahdolliseksi tämän kokouksen, jota arvostamme. Pidämme erittäin myönteisenä tätä. Näin voidaan tavata toisiamme, käydä vuoropuhelua. Se on todella välttämätöntä. Me haluamme, että Espanjasta käsin olla rakentavia, mutta ilmaisemme kantamme aivan selvästi. Takanta katsottuna ymmärrämme, että EUn alueella. EU:ssa pitää nähdä maatalous strategisena sektorina selkeänä tavoitteena, mitä tulee elintarviketurvaan kautta EUn. Tässä mielessä haluan myös ilmaista, että Espanjassa meillä on konsensushenkinen kanta kaikissa autonomisissa alueissa ja myös viljelijäväestö tämän jakaa. Tässä mielessä meidän mielestämme komission ehdotus ei ole ollut niin järkevä, mitä olemme vaatineet kuitenkin erilaisissa ministerikokouksissa. Ja sama koskee suoria tukia. Me halua, halusimme aivan selkeästi että ei lasketa näitä tukia, koska jos ei tunnusteta e- e- erilaisia viljelymuotoja, tuotantoalueita ja tuotannon nousua, niin silloin vaarannetaan vakavasti tämä kestävyys monissa, monilla tiloilla, joissa kuitenkin pystytään tuottamaan paljon, mutta tuotannot, kustannukset ovat huomattavat. Sitten alhainen tuki on mahdotonta hyväksyä, koska se synnyttää huomattavia vaikeuksia alueellisesti ja tuotannollisesti ja myöskään tämä ei sosiaalisesti legitimoi millään tavalla yhteistä maatalouspolitiikkaa. Mitä tulee ympäristöystävällisyyteen, 30 prosenttia olisi tarkoitus käyttää ensimmäisessä pilassa. Me olemme samaa mieltä, että maatalouspolitiikan pitää olla vihreämpää, mutta pitää ottaa huomioon se, mitä jo nyt viljelijät ovat tehneet täyttääkseen säädökset, vaatimukset, jotka liittyvät ympäristöön ja minkälaisia projekteja myös toteutetaan. Emme lähde liikkeelle nollasta. Viljelijämme toimivat jo nyt tällä saralla ja tämä pitää ottaa huomioon ehdottomasti, eikä millään tavalla voida heikentää kilpailukykyä ja tuottavuutta haluan ilmaista, että me emme jaa määritelmää aktiivista villestä, jota meiltä seurataan. Uskomme, että pitää parantaa sitä huomattavallakin tavalla. Ja se ehdotus, jolla pyritään yksinkertaistamaan toimintaa, tämä tässä pikemminkin monimutkaistetaan asioita. Tähän tulee uusi hankaluusvaikeus vaikeus viljelijöille. Mitä tulee sitten markkinajärjestelyehdotukseen, meistä tässä mennään riittämättömän pitkälle, koska me haluamme sellaisen hallintojärjestelmän, joka on tehokas, käyttökelpoinen, pystyy reagoimaan automaattisesti ja nopeasti ja joustavasti markkinatilanteisiin, hintavaihteluihin ja kriisitilanteisiin. Lisäksi haluamme, että se ja haluan tästä tulisi aivan selväksi vastavuoroisuusperiaate. Jotta yhtäläisyys toteutuu kilpailun kohdalla kaikissa jäsenvaltioissa EU:ssa suhteessa kolmansiin maihin, joiden kanssa kirjoittaa allekirjoittamme sopimuksia, pitäisi myös toteuttaa olennaista periaatetta, nimittäin tasapainoa elintarvikeketjussa. Me uskomme, että täytyy vahvistaa tuottajajärjestöjen roolia, jotta voidaan täytän, jotta voidaan, se voi toimia sopimusosapuolena, mutta pitää myös ottaa huomioon kilpailustandardit, jotta tämä voi toteutua. Siksi pitää täydentää ehdotusta, joka on tehty. Ehdotukset on tehty. Ja lopuksi toista pilarista, joka liittyy maaseudun kehittämiseen. Millään ehdottomasti ei pidä ottaa huomioon yli 50 prosentista yhteisrahoitusta, koska maaseudun kehityksessä pitää ottaa huomioon koulutus, innovointi olennaisina tekijöinä. Sitten pitää myös säilyttää investoinnit infrastruktuuriin jotta säilytetään väestö maaseudulla, varmistetaan heidän elämänlaatunsa ja annetaan mahdollisuuksia kestävään kehitykseen aidolla tavalla. Sitten pitää ajatella myös sitä, että otetaan mukaan uusia viljelijöitä. Siksi meistä on se, että, että pyritään, tässä ei riittävä tavalla pyritään nuorentamaan viljelijöitä. Haluamme selkeän viestin antaa nuorille eurooppalaisille, että he tietävät varmasti, että maat talouden saralla on tilaa heillekin kehittyä ammatillisesti ja he voivat saada elinkeinon. Ja siksi toisen pilarin täytyy pohtia toimenpiteitä, jotka koskevat nuori, nuoria viljelijöitä. Samoin pitää pohtia tukikeinoja, jotka kohdentuvat naisviljelijöille tai maaseudun naisille. Ei voida ehdottaa sellaista YMP-ehdotusta, jossa ei ole minkäänlaista viittausta naisiin kun ajatellaan kuitenkin, kuinka tärkeä rooli heillä maaseutuelämässä ja maanviljelyksessä on. Tämän takia me alun perin hylkäämme tämän ehdotuksen, tai hylkäsimme tämän komission ehdotuksen, koska on, tämä nimittäin heikentää vakavalla tavalla espanjalaista maatalousmallia, mutta ei vain espanjalaista mallia, vaan kaikkea Välimeren maataloutta. Sitä ei ole riittävässä määrin otettu huomioon, kun ajatellaan tätä monimuotoisuutta tuotannossa. Kiitoksia puheenjohtaja. Eh, kiitoksia. Nyt parlamentin jäsenet. Ensin George Lyon ja sitten Vasevoski, eh, Wojciechowski. Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitoksia myös Nisavitskille neuvostosta. Meillä on erinomainen mahdollisuus kolmelle toimielimelle kokoontua – ja pohtia alustavasti komission Sentoloshin ehdotuksia. Ruoan tuotanto ja sen varmuus ei koskaan ole ollut poliittisesti niin tärkeää. Me olemme nähneet ruoan hintojen valtavaa volatiliteettia. Ja näiden ehdotusten taustalla on väestön kasvu, ruoan kysynnän kasvu, resurssien, veden, energian ja maan enenevä niukkuus ja tarve puuttua ilmaston lämpenemiseen. Ja niitä, niin mitä tikkuja vastaan meidän on arvioitava edistävätkö nämä ehdotukset Euroopan maanviljelystä vai tannuttavatko ne sitä? Mitä tulee kysymykseen? Vastaavatko nämä uudistukset haasteisiin? Luommeko tässä uuden maatalousmallin, joka on energiatehokkaampi, ravinnetehokkaampi, hiilitehokkaampi? Niin nykymuodossaan vastaus on ei. Tämä on hyvä lähtökohta, mutta tätä kestävämmän, kilpailukykyisemmän maatalouden perustavoitetta ne eivät tyydytä. Hyvää tässä on rahoituksen oikeudenmukaisempi jakautuminen, vaikka epäilen, että jäsenvaltiot, jotkut sellaiset, kokenevat, että, kokevat, että tässä ei mennä tarpeeksi pitkälle. Sitten siirtyminen äh, oikeudenmukaisempaan jakoon viljelijöiden kesken, vaikka vakavia kysymyksiä liittyy kysymykseen äh, historiallisesta järjestämistä siirtymisestä aluepohjaiseen järjestelmään. Minusta on tervetullut, että painotetaan investointeja tutkimus- ja kehitystoimintaa ja suorien tukien kohdistaminen aktiivisille viljestille on tärkeää, vaikka aktiivisen määrittelyyn liittyy vakavia kysymyksiä. Tervetuloa myös siirtyminen, että osa maksusta voidaan kohdentaa heikommassa asemassa olemaan viljelyyn. On erittäin tärkeää, että nämä alueet tunnustetaan. Myöskin Suorien toki ja ympäristöystävällisyys on tärkeä käsite. Parlamentti on pyytänyt tätä ja toimin tätä käsitettä. Yksityiskohdissa valitsevat ongelmat. Tällä hetkellä toimenpiteet eivät ole mitään muuta kuin täydentävät ehdot, joita on vähän korotettu korkeampaan asemaan. Ja me tarvitsemme tehokkaamman ravinne, energia- ja hiilitehokkaan maanviljelyn. Joten ehdotuksesta hyvä lähtökohta. Toivottavasti toimielevat kykenevät työskentelemään yhdessä tällä foorumilla luonnollisen uuden maatalouden mallin, joka on tulevaisuuden kannalta niin tärkeä. Olen varma, että nämä lainsäädäntöyritykset, joita komissio on tehnyt, ja tämä foorumi ovat ensimmäinen askel. Ja toivottavasti se, että me kaikki työskentelemme yhdessä, merkitsee sitä, että kykenemme parantamaan pakettia ja vastaamme haasteet ja kykenemme ruokkimaan kasvavat vä- kasvavan väestön. Grazie George, vicepresidente. Kiitoksia George ja sitten varapuheenjohtaja Wojciechowski. Dziękuję bardzo panie przewodniczący, panie ministrze, szanowni państwo. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, hyvät ministerit, hyvät naiset ja herrat. Tässä näissä ehdotuksissa on hyvin paljon myönteisiä piirteitä, aktiivisten maanviljelijöiden tukeminen, viherryttäminen, enemmän tukea pientiloille, mutta koska minä olen ainoa varjoesittelijä suorista tuista, joka tulee uusista jäsenvaltioista, haluaisin sanoa muutaman sanan suorien tukien vakauttamisesta on paljon eroja uusien ja vanhojen jäsenvaltioiden välillä, vaikka tämä ei olekaan aina näin, koska on joitakin pieniä suoria tukia vanhoihin jäsenvaltioihin, mutta kun tapasin maanviljelijöitä Puolassa sen jälkeen, kun näistä ehdotuksista oli ilmoitettu, kerroin, että minulla on hyviä ja huonoja uutisia. Hyvät uutiset on se, että suorat tuet tasoitetaan, mutta huonot uutiset on se, että me emme tiedä, milloin näin tapahtuu. Äh, aion käyttää hyödyksi tämän mahdollisuuden, koska täällä ei ole Tanskan edustajia. En antaa teille kaksi esimerkkiä uudesta ja vanhasta jäsenvaltiosta. En halua nyt viitata Puolaan, joten puhun erästä to- käytän toista esimerkkiä. Käytän äh, Tanskan ja Liettuan esimerkkiä, siis vanha ja uusi jäsenvaltio. Ne äh, sijaitsevat samoilla leveysasteilla ja niissä on suurin piirtein saman verran maanviljelysmaata 2,6 600 000 hehtaaria ja puhuimme näistä suorista tuista. 2014 Tanska tulee saamaan 942 miljoonaa euroa ja Liettua 396 miljoonaa euroa, vaikka niillä on saman verran maatalousmaata. Vuonna 2019 tämän osittaisen tasoituksen jälkeen ero tulee olemaan seuraavanlainen. Tanska 909 miljoonaa ja Liettua 458 miljoonaa, joten puolet Tanskan saamasta summasta. Joten miksi meillä on nämä erot? Onko Tanska joku vuoristomaa? Se ei sitä ole. Se, olosuhteet siellä ovat erinomaiset, jopa paremmat kuin Liettuassa. Tanskan ei tarvitse korvata niitä vuosia, jotka se on menettänyt kommunistisen hallinnon aikana. Päinvastoin se on Liettua, jonka täytyy tehdä se. Joten miksi meillä on tällaiset erot suorissa tuissa? Ainoa selitys on syrjintä. Syrjintä, joka on perus vapaauttamissopimusten 18 artiklan mukaisesti kiellettyä. Minä en pidä tästä sanasta asteittainen eh, eroavaisuusten tasoittaminen. Näin on ollut vuodesta 2004. Me liityimme eh, huonoimmissa olosuhteissa ja sitten tarkoituksena oli päästä samoihin suurin tukien tasoon. Tämän piti tapahtua vuonna 2013. Kuinka kauan tämän tulee jatkua? Tämä ei ole Euroopan unionin perusperiaatteiden mukainen eh, ja oikeudenmukainen ratkaisu suoriin tukiin on erittäin tärkeä YMPC, jos haluamme, että meillä on maataloutta ympäri Euroopan unionia eikä vain osissa sitä. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja nyt meillä on kaksi ministeriä. Ensinnäkin Tsekin maatalousministeri Peter Bendel ja sitten Portugalin ministeri Assunção Cristas. Olkaa hyvä, herra Bendel. Slovo. komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, hyvät kollegat. Ensiksi haluaisin kiittää siitä, että voin keskustella näistä asioista kanssa Euroopan parlamentissa. Se, että jätitte nyt aluksi väliin pohjalistassa kertoo ehkä Tsekin ja komission suhteessa Tsekeissä Meillä on periaate, että naisille annetaan ensiksi puheenvuoro. Toivottavasti autamme naisministereitä. Olen tyytyväinen, jos näin kävi. Mutta nyt vakavasti kommentoisin päivän aihetta. Painottaisin, että, että Tsekin prioriteetti on se, että maatalouspolitiikka on transparenttia ja yksinkertaista – eikä se saa muodostaa hallinnosta taakkaa. Sen pitäisi olla myös kilpailukykyistä. Valitettavasti jotkut ehdotukset tuntuvat vetävän toiseen suuntaan. Kommentoisin ehdotuksen päätekijöitä. Ensiksi kommentoisin viljelijöiden suoraa tukea. Uuden järjestelmän pitäisi perustua oikeutukseen, eikä tämä ole mikään yksinkertaistus päinvastoin. Siksi haluaisimme jatkaa yksinkertaistettua järjestelmän toimintaa tämä Single Area Payment Scheme. Se on yksinkertainen, se on helposti hallinnoitava. Ja meidän pitäisi pysyä siinä vuoteen 2015 asti. Tsekki ymmärtää, että komission pyrkimykset viherryttää tuotantoa. Mutta sen pitäisi olla motivoivaa, siis vapaaehtoista. Sen pitäisi noudattaa myös suhteellisuusperiaatetta. Jotta kykenisimme yksinkertaistamaan yhteistä maatalouspolitiikkaa. Komission jäsen on puhunut siitä, että ei voi lisätä viljelymaa-alaa Euroopassa, vaan pitäisi kasvattaa tuotantoa. Olemme tässä samaa mieltä siitä huolimatta. Ehdotus siitä, että tuotannosta poistettaisiin 7 prosenttia maata kesän alle on ihan toisen suuntainen. Toivottavasti löytyy kompromissi parlamentin ja neuvoston välillä. Olen maininnut jo, että neuvosto ei tästä ehdotuksesta pinta sitten suorin enimmäismäärä. Tsekki aina vastusti tätä. Me emme kannata mitään toimenpiteitä, jossa tukeen liittyy mitään mielivaltaisia piirteitä. Tämä lisäisi myös byrokratiaa niin viljelijöiden kuin hallinnon puolella. Olemme siis eri mieltä. Sitten toinen pilari. Ja maaseudun kehitys. Se on meille painopistealue. Ja uskon, että rahastot ottavat jäsenvaltioiden tarpeet huomioon ja pian me kuulemme niiden budjeteista. Ja toisin kuin kollegani Garcia Perez, joka on sitä mieltä, että Euroopan parlamentti vastustaisi pienempiä maksuja tämän järjestelmän alla. Olen optimisti, mutta realisti. Koska tämä luo uudet puitteet maassaan sen kehittämiselle, meillä täytyy olla uudet strategiset puitteet, jotka lähentävät tällä alueella käytettävien rahastojen sääntöjä. Me olemme sitten tämän ehdollistamisen ja kumppanuksen suhteen. Siellä me pidämme myönteistä, että strategiassa on joustavuutta. Ja meillä pitää olla myös tarveanalyysiä. Tsekin kannalta on tärkeää lisätä kilpailukykyä ja viljelijöiden tarjoamia julkishyödykkeitä. Täytyy parantaa myös elämänlaatua maaseudulla ja tarjota uusia työpaikkoja. Kiittäisin lopuksi teitä siitä, että saan esitellä Tsekin tasavallan kantoja. Ja odotan vastaista yhteistyötä maatalousministeriöiden ja komission välillä. Kiitos. Mulțumesc, domnule ministru. Are cuvântul acum doamna ministru. Kiitoksia ja seuraavaksi Cristas Assunção, Portugalista. Obrigada. Muito boa tarde a todos. Queria, antes de mais... Kiitoksia. Hyvää iltapäivää. Ensin on todellakin ilo olla täällä tänä iltapäivänä kolmikanta kokouksessa Euroopan parlamentin maatalousvaliokunnan komission ja neuvoston kanssa. Nopeasti Portugalin kannasta ja avain kohdista YMP-uudistusehdotuksessa, mitä tulee suoriin tukiin. Portugalin kanta on samassa linjassa, että pitäisi lähentää maksuja jäsenvaltioiden kesken. Kuitenkin tämän lähentymisen pitäisi olla rinnakkaista, toisin sanoen jäsenvaltioiden sisällä, samoin jäsenvaltioiden kesken maksujen pitäisi olla rinnakkaisia. tässä mielessä nämä ehdotukset eivät tunnu oikeudenmukaisilta tai riittäviltä. Lisäksi olemme sitä mieltä, että kriteerit, joita on sovellettu sopeutuksiin, niiden pitää olla samat kaikki kautta linjan. Meidän mukaamme pitäisi käyttää samaa statistiikkaa kuin tilas, Eurostadissa Eurostatissa. Sitten ympäristöystävällisyydestä on hyvä lisätä kestävyyttä maataloudessa, mutta tässäkin olemme sitä mieltä, että pitää sopeuttaa asioita paremmin, olla joustavampia. Meidän pitää ottaa huomioon eri maiden erityispiirteet. Tämä koskee erityisesti Välimeren maatalousmalleja. Me uskomme, että ympäristöystävällisyyden pitäisi olla vapaaehtoista, se olisi myönteistä. Meidän pitää myös tarkastella valintakriteerejä sen suhteen, mitä nyt on tehty monissa maissa, mukaan lukien Portugalissa, mitä tulee ympäristöllisesti kestävään maataloustoimintaan ja käytäntöihin. Mitä tulee sitten etuihin ja yks, pienviljelijöille, ja, niin sikäli tämä ehdotus on aika myönteinen. Mitä tulee sitten aktiivisen viljelijän ja tähän määritelmään, olemme sitä mieltä, että ensimmäinen osuus tässä on hiukan liian monimutkainen, vaikea toteuttaa käytännössä, kun taas toinen kriteeri, joka koskee muuta kuin mm, kesantomaata on varsin myönteistä. Tämä osoittaa, että Euroopan pitäisi sitoutua sen tyyppiseen viljelyyn, joka pystyisi vastaamaan maailmanlaajuiseen kilpailuun. Sitten vielä markkinamekanismeista hieman muiden jäsenvaltioiden kanssa. Mielestäni meidän pitäisi mennä pidemmälle, kun tarkastelemme elintarvikeketjua, että varmistamme sen, että arvoja, tuotto jaetaan tasa-arvoisemmin ihan niin kuin Euroopan parlamenttikin, meistäkin pitäisi tuoreella tavalla tarkastella sitä, että voitaisiinkin pitää kiinni maitokiintiöistä ja viinin äm, istuttamisoikeuksista. Sitten maaseudun kehittämisestä, riskihallintamekanismi, jota komissio ehdottaa, se on myönteinen asia. Se on erittäin tärkeä asia ajatella maita, kuten Portugalia, jossa ilmasto on varsin en yllättävä tai ennakoimattomissa. Jos ansio pitäisi mennä pidemmälle ja tehdä mahdollisuuksia, voidaan vahvistaa tukea olemassa olevien elinten yhdistämistä. Sitten erityistoimenpiteet, jotka huomattavalla tavalla vaikuttavat Portugaliin. Yksi tällainen toimenpide liittyy kasteluun. Portu- Portugal on varsin altistunut kuivuudelle ja myös ilmastonmuutoksen seurauksena, niin siksi on aivan ratkaisevan tärkeää varmistaa se, että olemme anteliaampia kuin säätelemään näistä kastelutoimista. Ne ovat todellakin ratkaisevassa roolissa, jos haluamme tehdä viljelystä ympäristön kannalta kestävää. Sitten ihan vielä loppu kommenttina. Olimme tyytyväisiä, että komissio kiinnittää suurta merkitystä vahvaan yhteisen maatalouspolitiikkaan. Näin voimme varmistaa, että pystymme toimimaan kestävällä tavalla maailmanlaajuisessa kilpailussa. Kiitos. Vă mulțumesc. Trebuie să menționez că mi-am permis să-i dau cuvântul doamnei ministru. Kiitoksia. Pyydän anteeksi, että annoin äh, rouva ministerille puheenvuoro, vaikka ei ollut hänen vuoronsa vielä, mutta hänen täytyy lähteä äh, seur- äh, pian. Ja nyt seuraavaksi parlamentin jäsenistä herra Hoisling. Niin, hyvät naiset ja herrat, meidän ryhmämme mielestä tämä uudistus on menossa mm, periaatteessa oikeaan suuntaan, koska eurooppalaisen maatalouspolitiikan on noudatettava eurooppalaisia sääntöjä ja tämä tarkoittaa noudattaa kestävyyttä, ilmastostrategiaa ja myöskin ähm, biodiversiteettistrategiaa. Tämän täytyy olla myös maatalouspolitiikan tavoitteena tulevaisuudessa. Lisäksi äh, haluamme, että tuotanto perustuu laatuun ja alueellisuuteen äh, sen sijaan, että keskittäisiin maailmanmarkkinoihin. Kun minulta kysytään, että täytyykö meidän tuottaa enemmän, niin minä äh, sanon, että jos 50 prosenttia elintarvikkeista heitetään pois tai eivät päädy edes lautaselle, niin meidän täytyy jo siinä vaiheessa äh, puhua siitä, että mitä tässä oikein tapahtuu ennen kuin keskitymme tuotannon lisääntymiseen. Sitten kritiikki yksityiskohdista. Äh, me olemme usein jo sanoneet, että tällainen viljelykierto, jossa on 70 prosenttia, äh, niin se ei ole todellista kiertoa. Parlamentti on jo puhunut usein vihertämisen puolesta, mutta nyt täytyy pohtia sitä, että mitä oikeastaan tässä tuetaan. Tämä on tärkeää myös, että kansalaiset ja veronmaksajat voivat tämän hyväksyä, koska sekin meidän pitää pitää mielessä, että me tee maatalouspolitiikkaa ainoastaan maanviljelijöitä varten, vaan myöskin kuluttajia varten, ja meidän on pidettävä heidätkin mielessämme. Eli tämä määritelmä julkisista palveluista on asettettava eh, etualalle. On hyvä, että päästään eroon näistä historiallisista maksuista, eh, mutta tätä jakoa ei ole vieläkään ratkaistu jäsenvaltioiden kesken eikä maanviljelijöiden kesken. Eh, jos meillä on tällainen 120 euron katto, se koskee ainoastaan muutamaa prosenttia yrittäjistä yrityksistä täytyy aloittaa porrastaminen aikaisemmin tai käsitellä tätä enemmän. Nykyisessäkin uudistuksessa suuryrityksillä, suurmaatiloilla on eniten hyötyä. Meidän täytyy parantaa tätä ketjun toimintaa. Otan tässä esiin esimerkiksi maidon. Mielestäni ehdotetut mm, toimenpiteet eivät riitä laisinkaan. Meidän täytyy nostaa maito uudelleen esiin liberalisointi on muilla aloilla e, epäonnistunut täysin, siksi meidän täytyy tässäkin uudelleen pohtia tätä asiaa. Lisäksi tarvitsemme maanviljelijän vahvistamista tuotantoketjussa. Aktiivinen maanviljelijä voin tukea e, e, komission ehdotuksia tässä asiassa. Se on ainakin hyvä lähtökohta. Riittävätkö ne, se meidän on selvittävä. Ja me tarvitsemme eurooppalaista proteiinistrategiaa. Ei voida hyväksyä sitä, että eurooppalainen maanviljelys on 80 20 prosenttisesti riippuvainen proteiinin tuonnista. Tästä ei löydy mitään näissä ehdotuksissa. Sitten en vastusta mitenkään joustavuutta, mutta joustavuus ei voi aiheuttaa vaikeuksia toisen pilarin ympäristö- tai maaseudun kehittämishankkeille, meidän on saatava aikaan tasapaino. Täällä on puhuttu hyvin paljon määrärahoista. Voin ainoastaan vedota maatalousministereihin, että jäsenvaltiot loppujen lopuksi rahoittavat eurooppalaista maatalouspolitiikkaa riittävästi siitä tähän riippuu, voidaanko komission ehdotus toteuttaa. Jäsenvaltioiden on annettava budjettiin riittävästi, jotta tämä voidaan toteuttaa ja jotta saamme aikaan maatalouspolitiikkaa, joka on todellista eurooppalaista maatalouspolitiikkaa. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Rybiks. Paldies, Kiitos puheenjohtaja. Minusta keskustelu on kiinnostava ja varmasti hedelmällinen. Kuten herra Jolos totesi, me usein keskustelemme yhteisestä maatalouspolitiikasta ja sen tulevaisuudesta 2012 jälkeen, mutta emme me nyt ensimmäistä kertaa asiasta siis puhu ja olen vähän huolissani. Pelkään, että asia keskustelee niin, että me keskustelemme paljon. Paljon lupauksia esitetään, kaikenlaisia lukuja esitetään. Enpä usko, että luvut kuitenkaan sitten heijastavat sitä, mitä tuleman pitää. Meidän ryhmässämme emme usko, että nämä Sosiaaliset toimenpiteet eivät näy maatalouspolitiikassa. Tämä vaikuttaa moniin pientuottajiin, tämä pelilleiden suoratuki. Omassa maassa Latviassani, josta minut valittiin, Suorat tuet ovat tärkeä kysymys kaikille viljelijöille ja ihan syystäkin. Latviassa, kuten Lietoissa ja Virossa, me saamme vain noin 30 prosenttia EUn suorantuan tasosta. Ihmiset sanovat meille, että älkää huolehtiko vuoden 2020 jälkeen, että saatte yli puolet. Kymmenen vuoden jäsenyyden jälkeen Latvia saa vain puolet suorista tuista. Enpä usko, että ihmiset innosta hihkuvat. Ja innolla ja jäseniä Euroopan parlamenttiin valitsevat. Tuollainen politiikka ei ole hyväksyttävää. Ja ihmiset sanovat meille, että rahaa ei ole, niin tässä kun jollahtaa mieleen, niin äänestäjilläkin, että meiltä näyttää löytävän satoja miljoonia kaikenlaisten muiden toimien rahoittamiseen. Puhutaan Euroopan vakautusvälineen äh, paamittamasta kolmeen miljardiin ja siellä on isoja aukkoja täytetty. Komission ja Barroson täytyy tarttua tähän asiaan. Mitä suurille tuille oikein tapahtuu? Latviassa maanviljelysmaata muutetaan metsämaaksi. Ihmiset ostavat peltomaata ja sitten istuttavat puita, kun ruoantuotantoa ei kannata. Ja sitten ihmiset lähtevät ulkomaille, kun kotimaassa ei ole työpaikkoja. Olemme tästä aikamme puhuneet, joten Pyydän, että ottakaapa äänestämme huolen aiheet huomioon. Nyt palaamme tähän alkuperäiseen listaan ministeri Skandalinis Kreikasta. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Σας ευχαριστώ εκ μέρους του Υπουργού μου. Kiitoksia ministerin puolesta, joka joutui jäämään Atenaan ikävä kyllä, niin kiittäisin siitä, että tämä kokous on järjestetty. Tämä tulee erittäin tärkeään ajankohtaan. Tämän tyyppisiä tyyppiset keskustelut voivat olla avuksi, koska ne auttavat meitä muokkaamaan politiikkoja, jotka ottavat huomioon vaatimukset, kansalaisten vaatimukset ja viljelijöiden toiveet ja vaateet. Me kaikki varmastikin olemme nyt ymmärtäneet, kuinka tärkeästä asiasta YMPssä on kysymys. Huolimatta komission parhaista yrityksistä, uskon, että pitää kuitenkin sanoa, että ehdotukset eivät ole todellisten pyrkimysten tasolla ja toiveiden tasolla, joita viljat ovat ilmaisseet. Aloittaisin talousarviosta tai budjetista, koska on kunnianhimoisia tavoitteita, joita komissio on asettanut, mutta elämme kuitenkin budjettileikkauksen aikoja. Jos tarkastellaan tulevia haasteita maataloudessa Euroopassa, niin meidän pitää muistaa, että tämä on ainoa politiikan saara, jolla määrärahat vähenevät ja leikkauksia tehdään. Edelleen mitä tulee julkiseen tukeen, jota maatalous nauttii. Tämä asia pitää nähdä myös talouskriisin puitteissa, joka jyllää EU-ssa ja jäsenvaltioissa. Tämä koskee erityisesti, kun ajatellaan taloudellisia rangaistuksia seuraamuksia, koska kun asetetaan sanktioita ja seuraamuksia, niin ei se kyllä auta kehi- jäsenvaltiota kehittymään – Mielestäni muutoksia täytyy saada aikaan pitkällä aikavälillä niin, että muutokset eivät ole äkkinäisiä, vaan ne ovat tällaisia asteittaisia ja lisääntyviä. Pitäisi saada aikaan suurempaa joustoa, suurempaa tehokkuutta niin, että emme menetä suuria osia maataloustuotannosta. Alueellistaminen on sosiaalisesti oikeudenmukaista, mutta tässä pitää ottaa huomioon todelliset vaatimukset maataloudessa kyseisellä alueella ja tarvitaan joustavia selkeitä kriteerejä. YMP täytyy sisältyä joukko ympäristökannustimia, jotka ovat ymmärrettäviä, kattavia ja joita kaikki sektorit voivat toteuttaa riippumatta sektorista tai alueesta. Vaatimusten pitää olla realistisia niin, että ei tavallaan viljeltäjät lannistu siitä, että yrittäisivät saada maatalousta ympäristöystävällisempää. Ei pidä unohtaa sitä, että on jo olemassa tällainen kauppalista asioita, jotka pitäisi toteuttaa viljelijöiden parissa. Ongelmana on se, että vaikka toimenpiteet olisivat hyviäkin, mutta jos ne ovat pelottavia, niitä on vaikea toteuttaa käytännössä, niin ehkä ne aiheuttavat pikemminkin tästä etääntymistä, eivätkä toimi suinkaan kannustaminen. Olisi parempi kohdentaa toiminta tai julkista tukea pitäisi paremmin kohdentaa. Tämä on ennakkoedellytys, jos haluamme säilyttää eurooppalaisen maanviljelysmallin, jossa on luonnon monimuotoisuutta, jossa löytyy suuria ja pieniä tiloja, erityisesti niin, että ne, jotka toimivat vaikeilla alueilla, voivat myös harjoittaa elinkeinoaan. Mitä tulee sitten enimmäismääriin, meidän pitää varmistaa, että tästä tulee tuottoa, koska tästähän hyödytään. Meidän pitää varmistautua siitä, että tässä toimitaan tämänhetkisen modulaatiomallin mukaisesti. On erittäin tärkeää nähdä, miten se on toteutunut käytännössä. Sitten korostetaan aktiivista viljelijää ja hänen osuuttaan. Uskon, että jäsenvaltiot voivat tähän ihmisiä rohkaista että löytyy edelleenkin toimi, toimivia viljelijöitä ja he vaikuttavat. Mitä tulee sitten määrärahojen jakamiseen? Rahan jaon ei pidä vaikuttaa kielteisesti tämänhetkiseen vakauden tilaan, joka on olemassa. Ei pidä unohtaa sitä, että tässä tarvitaan solidaarisuutta tietyissä osissa yhteisöämme, joissa tarvitaan todellakin kipästi kaikki apu, mitä vaan voidaan saada. Mitä tulee kriisihallintamekanismeihin tai siihen, että vakautetaan markkinahintoja tai kun ajatellaan välineitä, joilla voidaan paremmin saada elintarvikeketju toimimaan. Kaikilla näillä on merkitystä, ne ovat välttämättömiä, jos haluamme varmistaa sektorin kannattavuuden ja kestävyyden ja haluamme varmistaa, että viljelijät voivat saada kohtuullisen tulotason aikana, jolloin näistä kaikista, kaikista vaikeuksista on tulossa vain tiukempia ja pahempia, niin mielestäni näihin ehdotuksiin kyllä liittyy myönteisiä seikkoja myös. Sitten lopuksi aivan äh, vielä lopuksi. Mielestäni tie edessämme on vaikea askeltaa, mutta jos hyvää tahtoa kaikilta tahoilta löytyy ja toimitaan yhdessä, niin saamme aikaan toimintatavan, joka var- varmistaa hyvän tulevaisuuden maanviljelykselle ja viljelijöille. Grazie, ministro Scandelidinis. Adesso... Kiitoksia. Seuraavaksi Irlannin ministeri Simon Coveney. Uh, thank you. Um... Kiitoksia, puheenjohtaja. Hyvä komission jäsen, hyvät ministerit ja kansanedustajat. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että todella arvostan tätä vuoropuhelua. Olen entinen parlamentin jäsen ja nyt ministeri ja olen erittäin iloinen siitä lisävastuusta, joka Euroopan parlamentille on annettu, jotta voimme löytää kaikille hyväksyttävän ratkaisun YMPn uudistuksessa. Joten tämä vuoropuhelu on toivottavasti pitkän prosessin alku, joka toivottavasti tuottaa tuloksen, joka hyödyttää kaikkia jäsenvaltioita. Loppujen lopuksi tässä on kyse siitä, että uudistetaan maatalouspolitiikka ympäri Euroopan unionia, jotta voidaan helpottaa elintarviketuotannon kestävää intensifiointia, jotta voidaan tuottaa enemmän elintarvikkeita, joita Eurooppa ja laajempi maailma tarvitsee, mutta tuoda, tehdä se tavalla, joka kunnioittaa planeettaa ja ympäristöä, jossa me elintarvikkeita me tuotamme. Tiedän, että äh, minulla on vain rajoitettu määrä puheaikaa, joten haluan vain viitata joihinkin ehdotuksiin, jotka komissio on eh, julkaissut. Ensinnäkin, mitä tulee määrärahojen jakoon jäsenvaltioiden välillä. Tiedän, että tämä on arkaluontainen hankala kysymys jollekin jäsenvaltiolle. Meidän näkökulmastamme Irlannissa me eh, toivotamme tervetulleeksi tämän pragmaattisen eh, lähestymistavan, joka komissiolla on ollut pohjana, kun se on päättänyt Äh, uudelleenjaosta. Äh, ja äh, olemme sitä mieltä, että vaikka tämä metodi koskee suorien ja tukia pilarissa yksi, niin tarvitaan vielä selkeyttä sen suhteen, miten uudelleen jaetaan toisen pilarin määrärahat. Me tarvitsemme keskustelua, joka huomioi ensimmäisen ja toisen pilarin ennen kuin hyväksymme mitään päätöksiä kummankaan pilarin suhteen. Tämä on asia, joka komission pitäisi ottaa huomioon. Sitten jäsenvaltiot, jotka haluavat, että kansallista summista päätetään. Tämä on tärkein, hankalin kysymys minun jäsenvaltiolle. Nämä mm, tämä könttäsummaehdotus, jota komissio ehdottaa, tulee tuottamaan suuria ongelmia minun maassani ja monissa muissa maissa, joissa on hyvin monimuotoiset tuotantojärjestelmät, jossa on historiallinen pohja, että tuotantoa on tuettu ja se, että siirrytään hyvin erilaisesta järjestelmästä tällaiseen aluepohjaiseen järjestelmään, jossa maan omistajat, jotka eivät välttämättä aina ole edes maanviljelijöitä, maksetaan perustuen siihen hehtaarimäärin, jonka he omistavat tai jota he viljelevät, tulee vaikuttamaan kielteisesti tuottavuuteen ja elintarviketuotantoon. Meidän täytyy pohtia tätä uudelleen ja antaa jäsenvaltiolle eh, enemmän joustavuutta niin, että ne voivat räätälöidä ratkaisuja, jotka huomioivat hyvin erilaisten jäsenvaltioiden tarpeet. Ja sitten tarvitaan komission hyväksyntäjärjestelmät näille räätälöidyille eh, ratkaisuille, jotta ne eivät riko eh, kilpailusääntöjä tai vapaita markkinoiden sääntöjä, mutta se, että yritetään luoda ratkaisu, jossa yksi koko sopii kaikille, on sellainen, että me tuskin tulemme pääsemään siitä yhteisymmärrykseen. Siksi jäsenvaltiot tarvitsevat joustavuutta jotka perustuvat tiettyihin periaatteisiin, jotka komissio voisi määritellä. Samanlainen lähestymistapa pitäisi löytää viherryttämisen suhteen. Tuen sitä, mitä aiotte tehdä. Meidän täytyy varmistaa, että Eurooppa on johtavassa asemassa maailmassa, kun puhutaan hiilitehokkaasta ja ilmastotehokkaasta elintarviketuotannosta, mutta samanaikaisesti on vaikea äh, löytää säännöt, jotka samalla tavoin koskevat äh, äh, Pohjoismaita ja Välimeren maita, jossa on täysin erilaiset ilmastoolosuhteet ja myöskin täysin erilaiset viljelykasvit, joten antakaa jäsenvaltioiden luoda järjestelmät ja tällainen hyväksyntämenettely komissiolta. Ja tietenkin teillä voi olla aina joku perusmalli, mikäli jäsenvaltiot eivät halua käyttää tätä joustavuutta hyväkseen. Olen samaa mieltä siitä, että tämä täytyisi olla pakollinen. Niin meidän täytyy rohkaista nuoria viljelijöitä ja tukea heitä heidän uransa alkutaipaleella Valitettavasti minun maassani ainoastaan 7 prosenttia maanviljelijöistä on alle 35-vuotiaita ja tämän tilanteen on muutettava tuen kautta. Sitten mm, mitä tulee kakkospilariin, tarvitaan selkeyttä sen suhteen, miten tuet mm, uudelleen jaetaan. Lähestymistapa on mielestäni oikea. Kaikki perustuu sitoutumiseen, maataloustuotannon uudistamiseen, innovoitamiseen, elintarviketurvallisuuteen ja ympäristön suojeluun ja meidän täytyy nyt luoda investointiohjelmia, jotta meidän maanviljelijämme ovat valmiita hyväks- kohtimaan nämä haasteet. Ja olette varmasti oikein, mitä tulee markkinainterventioihin ja muihin, mitä tulee siihen, että pidätetään interventioita ja yksityistä varastointia, mitä tulee kriisinhallinnointiin meidän täytyy varmistaa, että komissio pystyy vastaamaan nopeammin elintarvikekriiseihin sellaisiin, joita olemme nähneet viimeisen kuuden ja kahdeksan kuukauden aikana, emmekä ole pystyneet vastaamaan niihin riittävän nopeasti. Meillä on hyvä lähtökohta tästä. Olen tietoinen siitä, että Irlannilla on Euroopan unionin puheenjohtajuus vuoden 2013 alkupuoliskolla ja meillä on varmasti paljon työtä silloin ja odotan kovasti yhteistyötä parlamentin neuvoston ja komission kanssa, jotta voimme löytää kompromissin, jonka kaikki voivat hyväksyä. Kiitoksia nyt parlamentin jäsenet. Ensin edustaja Anjo ja sitten edustaja McGuinness. Thank you, Chairman. Um... Kiitos, puheenjohtaja. Haluaisin keskittyä sieltä vihertämiseen, sillä Iso-Britannian viljelijät tekevät jo päätöksiä näiden ehdotusten pohjalta. Ja ne päätökset, joita ne tekevät, ovat ympäristön kannalta haitallisia. Nämä viljelijät ovat päättäneet, että he eivät tee hallituksen kanssa ympäristösopimuksia. Meillä on yhdistyneessä kuningaskunnassa järjestelmä, jossa, jossa, jossa voi valita perustaa korkeamman tason ympäristösuojelun ja sitten vuonna tehdään sopimus ja viljelijät ovat huolestuneet että jos he tekevät sopimuksen kolmen neljän vuoden ajaksi jonkun näiden puitteissa, niin tämä olisi sen päälle, sen seitsemän prosentin pää, päälle, jota te haluatte poistaa maata tuotannosta. Eli asialla on kiire, sillä muuten viljelijät eivät näitä ympäristösopimuksia tee. Kiinnostavaa on, että luomuviljelijät on suljettu sääntöjen ulkopuolelle. Miksi sitten näitä korkeamman ympäristösuojan viljelijöitä ei myöskin suljeta pois? Miksi vain luomutuottajat? Sitten tällä satapuolella ajattelen, että tämä ei ole iso ongelma. Ää, ongelma, koska useimmilla on kaksi tai enemmän satakasvia. Mutta kaikki, joilla on alle 200 hehtaaria. Todennäköisesti Hänellä on viljelijä, sopimusviljelijä yleensä, koklainen, joka on iso tuottaja itse. Ja tehokkuuden kannalta hän tulee panostamaan, että, että tuotanto on yhdellä, sitä kasvilla yhden kasvukauden ajan ja sitten esimerkiksi ohraa yhden vuoden ja rypsiä toisen vuoden ja niin poispäin. Ja sääntöjen täytämiseksi joka vuosi tila täytyy jakaa kahdelle satakasville joka vuosi. Ja isot koneet sitten tulevat sinne vain puolta tilaa kohti ja sitten taas siirtyvät eteenpäin. Siinä tärväntyy paljon polttoainetta ihan matkoihin. Tästä vähän pohdin, pohdin, että missä kohtaa tämä kynnys olisi ja nostatte sitä reippaasti vaikka 500 hehtaariin, että se vaikuttaisi ainoastaan isoihin tiloihin. Meillä on kerrottu, että nämä ympäristöystävälliset toimet liittyisivät ilmastotoimiin. Eli jos minä poistan 7 prosenttia tuotannosta, niin se parantaisi säätä, ilmastoa, mutta nälkäisen tänäkin lisää. Maatalousministerimme on huolestunut, että, että yhteenrahoitus olisi 50 prosenttia, mutta toivottavasti ymmärrät, että tällaisia halua kasvattaa sitä 85 prosenttia esimerkiksi Espanjan ja Portugalin suunnalta. Tämän kauden maiden maatalouspolitiikka, erityisesti Kyproksen tapauksessa minua vähän huolestuttaa. Olin viime tammikuussa pari päivää Kyproksella, oikein ho- houk- viettävä maa, hyvin järjestetty turismiteollisuus. Mutta kahden, 200 mailia ajassa niin näin vain kaksi traktoria – joten panee epäilemään, että Kyproksen maatalous ei ole kovinkaan kehittynyt, eikä se ole asemassa vaikuttaa yhdistyneen kuningaskunnan maanviljelykseen. Voitko Kyproksen ministeri katsoa minua silmiä ja sanoa, että sinun tiimisi pärjää tehtävien kanssa? Adesso l'onorevole McGuinness, per favore. Maria. Nyt edustaja McGuinness. Thank you, Mr. Chair. Kiitoksia puheenjohtaja vastaan tähän haasteeseen toisella haasteella, mutta kuitenkin käsittelisin erityisesti suoria tukia, koska tätä asiaa tarkastelemme. Olemme nyt keskustelleet, kuunnelleet yli kaksi tuntia ja sana joustavuus on kai tullut esille jokaisen ministerin suusta, joka on osallistunut tähän keskusteluun tämän takia. Se on jotakin, joka komission, joka tässä huolella kuuntelee joutuu tarkastelemaan siinä vaiheessa, kun puhumme sitten yksityiskohdista ehdotuksissa, koska ajatus siitä, että voimme päätyä yhteen kokoon, kun sopisi kaikille maksujärjestelmään muutamassa vuodessa, ei kyllä sovi niille, jotka ymmärtävät, mistä on kyseessä kyse maatalous- ja jäsenvaltiotasolla. Ehkä tämän olisi hyvä, jos täm, täällä ymmärrettäisiin koko sen lopuksi aikataulu, jonka parissa työskentelemme, minkälaisen paineen alla teemme työtä, jotta voimme saavuttaa sopimuksen komission ja sen on päättäväinen. Olenkin tyytyväinen, että vahvasti puolustatte ehdotuksianne komission jäsen, jotta saadaan nämä ehdotukset tammikuussa 2014 toimintaan. Ja olen myös tyytyväinen tähän kokoukseen ja on ehkä epätodennäköistä saavuttaa tämä, mutta meidän pitäisi ainakin vilpittömästi pyrkiä tällaisen aikataulumisen toteutumiseen. Kuitenkin herra Lavian ehdotus budjettikeskustelusta todennäköisesti vaikuttaa aikatauluun, joten tässäkin ehkä ennen kuin täältä poistumme, niin voisimme vielä palata tähän asiaan ja miettiä, mihin, ovatko keskustelet edistyneet ja missä vaiheessa ollaan vai ovatko ne rinnakkaisia. Arvoisa komission jäsen, muistatte varmaankin tämän termin green tape, äh, red tapeista, byrokratista on aina puhuttu. Nimittäin jotkut teidän ehdotuksenne synnyttäisivät liiallista ympäristöbyrokratiaa ja tänäänkin tämä näkemys on vain vahvistunut joidenkin ministereiden puheenvuoroissa Siksi en usko, että haluatte tällaisen byrokratian lisääntyvän, eikä parlamentti varmaankaan salli sellaisen tapahtuvan, koska tästä viljat puhuvat kaiken aikaa. Byrokratian määrä, joka heitä vaivaa. He tarvitsevat suurempaa yksinkertaistamista, yksinkertaistamista. erityisesti ympäristöystävällisyysehdotukset. Tiedän monia kollegoja parlamentissa, jotka jakavat huolen siitä, että ne ovat erittäin tarkkoja, erityislaantoisia, kuva- kuvailevia, määräileviä ja tässä tavallaan pyritään mm, tavallaan johtamaan jäsenvaltiotasolla viljelijöitä jopa tilatasolla ja tätäkin asiaa meidän pitää tarkastella sitten kun mennään yksityiskohtiin saakka, jotta voimme laajentaa tätä ympäristöystävällisyyden tai vihertämisen käsitettä. Mielestäni on 37 vihreän sävyä ja on monia keinoja, joilla voimme parantaa näitä ehdotuksia, jotta maatalous tulisi resurssitehokkaampaa ja se vastaisi todellakin bio- ilmastonmuutoksen monimuotoisuuden vedensuojelun vaateisiin ja tarpeisiin näiden kolmen erityistoimenpiteen lisäksi, jotka täältä löytyy. Sitten joissakin jäsenvaltioissa näitä, nämä eivät päde ehkä ollenkaan nämä toimenpiteet, jotka olette valinneet, joten tämä on sellainen alue, jolla meidän pitää vielä asioita muuttaa jonkin verran. Sitten vielä maksujen uudelleen jakamista sekä jäsenvaltioiden kesken että niiden sisäisesti. Se on vaikea asia, kaikkihan sen tiedämme. Jos se, vaikea vaikeaa olisi, jos budjetti ei olisi ongelma, ja niin kuin alussa sanoin, meidän pitää ymmärtää maatalous maatalousbudjetin koko. Mutta meidän pitää kaikkien olla kuitenkin tietoisia siitä, että sitten kun uudelleen jakoon, tulojen siirtoon tavallaan liityt, siirrytään, meidän pitää ymmärtää seuraukset, erityisesti jäsenvaltioissa, mutta siis jäsenvaltioiden kesken. Meidän pitää kiinnittää huomiota erilaisiin näkemyksiin, joita neuvottelupöydässä kuuluu, koska meidän pitää saada aikaan sopimus näissä vaikeissakin kysymyksissä. Siksi olen tyytyväinen sekä komission että neuvoston, että meidän toimimme siinä, että pyrimme kehittämään työsuhdettamme, jotta voisimme ratkaista joitakin näistä vaikeista kysymyksistä, koska loppujen lopuksi ihmiset kuuntelevat tätä keskustelua ja yrittävät suunnitella viljelytoimintansa vuoden 15 jälkeenkin ja toivovat, että heillä on mahdollisuus jatkossakin. Samoin kuluttajat Kuluttajalle tärkeää on sekä hinta että laatu, ja heillä on myös ympäristöön liittyviä vaatimuksia. Jälleen kiitokseni kaikille niille, jotka ovat tähän osallistuneet. Tämä on todellakin tärkeä osa työtämme, kun pyrimme saavuttamaan tavoitteemme aikataulussa. E Kiitoksia. Nyt annan kolmelle ministerille puheenvuoron. Ensinkin Italian maatalousministeri Roberto Rosso, sitten Latvian ja Liettuan ministerit. Olkaa hyvä, Roberto. Castro. Kiitoksia ensinnäkin Palodi Castrolle ja Marek Savinskille siitä, että he ovat järjestäneet tämän tärkeän kokouksen kolmelle toimielimelle. Meillä on tärkeä tavoite edessämme. Meidän täytyy luoda uudenlaista maatalouspolitiikkaa, joka pystyy vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Viimeisten vuosien kokemukset ovat osoittaneet, että Euroopan maanviljelijöiden täytyy parantaa kilpailukykyään voidakseen toimia menestyksekkäästi maailmanmarkkinoilla. Samanaikaisesti tuottajat vaativat meillä vähemmän byrokratiaa ja yksinkertaisempaa hallinnointia, kuten monet kollegat ovat muistuttaneet. Jotta voimme saavuttaa nämä tavoitteet, meidän täytyy kiinnittää huomiota maataloustuottajiin ja komission ehdotukset eivät mene valitettavasti tähän suuntaan. Komissio ehdottaa hyvin monimuotoista suorien tukien järjestelmää, joka asettaa uusia vaatimuksia maanviljelijöille, josta puuttuu täysin joustavuus. Otan esimerkin, esimerkiksi tämä viherryttäminen eh, on hyvin suuri taakka maatalousyrityksille, vaikea valvoa ja hyvin vähän hyödyllinen ympäristölle. Ja eh, valitan myös sitä, että puuttuu tehokasta eh, ympäristövalvontaa. On täysin turha tehdään määräyksiä, joita ei pysty sitten valvomaan. Toinen arkaluonteinen kysymys on konvergenssi ja suorat tuet yksittäisten jäsenvaltioiden sisällä. Tässäkään en ymmärrä tätä ehdotusta, jos viedään jäsenvaltiot kaikenlainen joustavuus, mitä tulee suoren tukiin äh, maanviljelijöille. Suorien tukien järjestelmä on yksinkertaista huomattavasti vähennettävä byrokratiaa ja annettava suuri subsiditeetti jäsenvaltioille. Mitä tulee hintojen volatiliteettiin, se on ollut kova pala maanviljelijöille ja YMP ei helpota maanviljelijöitä ennaltaehkäisemään ja hallinnoimaan markkinoiden kriisiä. Meidän täytyy olla rohkeampia, tarvitsemme tehokkaampia toimenpiteitä maanviljelijöiden tulojen vakauttamiseksi. Jotta me voimme saada aikaan tämän tuloksen, meidän täytyy parantaa elintarvikeketjun toimintaa. On vahvistettava seurattavuutta ja tuotemerkintöjä. Ja tällä tavoin vastustettava usein amerikkalaisia monikansallisia yrityksiä. Ensimmäinen pilari on tärkeä eh, innovaation lisäämiseksi ja yritysten kilpailukyvyn lisäämiseksi. Siksi tarvitaan uudenlaista eh, määräyksiä, mutta komission ehdotus menee päinvastaiseen suuntaan ja siinä ei huomioida eh, maatalousyrittäjien tarpeita. Lisäksi äh, ne jäsenvaltiot, joissa on alueellinen äh, hallinnointi, kuten Italiassa, siellä tarvitaan rahoituksellista joustavuutta. Ei voida hyväksyä sitä, että ne jäsenvaltiot, jotka, äh, jotka eivät ole, jos ei ole keskitettyä hallintoa, joutuvat kärsimään tästä. Tässä on kyse asiasta, joka riippuu neuvotteluista, mutta haluan nyt jo korostaa, että Italian mielestä ei ole hyväksyttävää minkälainen sellainen ratkaisu, jossa resurssit jaetaan ainoastaan jäsenvaltioiden viljelypinta-alan pohjalta, joka ei huomioi työtä ja monia muita tärkeitä tekijöitä lähtien elinkustannuksista. Olisi todella dramaattista, jos tuotannon tehokkuus perustuisi ainoastaan hehtaareihin ja viljelypinta-alaan. Italia ei voisi hyväksyä tällaista menetelmää. Kiitoksia. Kiitoksia Roberto Rossolla. Ja seuraavaksi Laimota Strajuuma, Latvian ministeri. Ministra Lehtonen, prego. Kiitos, puheenjohtaja, ministerit. Kunnianarvoiset jäsenet. Ensiksi pidän tätä foorumia tervetulleena. Pääsemme keskustelemaan parlamentin jäsenten kanssa. Mitä yhteisen maatalouspolitiikan uudistamiseen tulee, Latvian kanta on, että ehdotut ympin muutokset ovat myönteisiä. Tuemme niitä. Mutta tässä on periaatteellinen ongelma, jota emme voi hyväksyä. Latvian tuottajat eivät voi hyväksyä sitä suorien tukien tasoa. Arvoisat jäsenet, esitänpä muutaman luvun. Latvian viljelijät saavat 1400 euroa per hehtaari. Jos verrataan tätä koko joukkoa muita maita, niin suurin tukien ero per hehtaari on kolminkertainen. Tietysti te sanotte meille, että resurssienkin kesken on eroja. No, me olemme arvioineet eh, työvoiman palkkakustannukset, ja siitä me saamme ihan toisenlaiset luvut. en näe, mitä me voisimme oikeuttaa tämän tukieron Latvian viljelijöille. Minusta ei voi käyttää indikaattoreita, jotka eivät todellisuutta heijasta. Emme usko, että minkään EU-jäsenmaan pitäisi saada kaikkien pitäisi pysyä 20 prosentin sisällä EUn keskiarvosta. Mutta komission arvioiden mukaan vaikutukset kohdistuvat vain kuuteen maahan. Olisin sa- samaa mieltä Irlannin ministerin kanssa, että toisen pilarin kohtaannon suhteen pitää tot- seurattavuuden toteutua. Emme voi hyväksyä sitä komission kantaa, että tämä 5 prosenttia tästä toista pilarista jaetaan sillä tavalla, että sitä, sitä siirretään suoraan tukeen ja ensimmäiseen pilariin. Ei tämä auttaisi Latvian tapauksessa mitenkään äh, korjaamaan ongelmaa. Olemme taistelemaan siis tasa-arvon puolesta suoran tuen tapauksessa ja kaikilla foorumeilla. Seuraavaksi Liettuan ministeri Kasis Starkevicius. Komissaari, ministeri. Mano nuomonė konkurencingumas ir Arvoisa puheenjohtaja, komission sen hyvät ministerit, minä uskon, että kilpailukyky ja oikeudenmukaisuus ovat asioita, joiden pitäisi johtaa Mm, tavoitteiden toteutumista maatalouspolitiikassa. Siksi tarvitaan yhtäläiset mahdollisuudet, että nämä tavoitteet ja periaatteet voivat toteutua. Pitäisi panna merkille, että kun laajennetaan tavoitteita ja tehtäviä, joita on, ottaen huomioon erityispiirteet maatalousmallissa, tai tarvitsee riittäviä varoja vuoden 13 jälkeenkin, jotta pystymme voittamaan tärkeät haasteet, kuten elintarviketurva, ympäristö, keskittyminen, kilpailun vahvistaminen, ilmastonmuutos. Nyt kun sa- pitäisi toteuttaa samoja vaatimuksia, varmistaa maaseudun elinkelpoisuus esimerkiksi on erittäin tärkeää saada samanaikaista tuen tasoa per hehtaari kautta Euroopan. Se johtuu erilaisista, vaikeus johtuu erilaisista mm, mm, sosioekonomisista te- tekijöistä, ilmastosta, mutta kuitenkin kun ajatellaan tulevia rahoitusnäkymiä, me haluamme varmistaa reilun tavan kohdella kaikkia jäsenvaltioita kautta EUn, jotta voidaan poistaa kahden nopeuden Eurooppa. Mahdollisuus on erittäin tärkeä, vaikea sopia näistä siirtymävaiheista, joita on ehdotettu YMP-uudistuksessa me olemme jo vastustaneet tällaisia siirtymävaiheita. Seitsemän vuoden ajan viljelijämme joutuivat kilpailemaan epäreilussa kilpailuolosuhteissa. Siksi ei olisi oikeudenmukaista järjestää jälleen uutta vaikeaa siirtymävaihetta. Meidän pitäisi saavuttaa EUn keskiarvo suorien tukien avulla mahdollisimman nopeasti, nimittäin seuraavien rahoitusnäkymien alussa. Haluaisin olla samaa mieltä laskelmista ja vertailusta, joita puolalainen kollegamme esitti. Tämätkässä järjestelmässä saisimme huomattavasti vähemmän suoria tukia. Muutama kommentti sitten muista tekijöistä tulevaisuuden YMPssä. Me epäilemme suorien tukien ympäristöystävällisyystekemistä ja tätä 30 prosentin osuutta tässä jäsenvaltioiden pitäisi saada joustovaraa. Lisäksi ennen kuin sovimme suorien tukien uudelleenjaosta, meidän ei pitäisi asettaa minkäänlaisia kynnyksiä tai rajoituksia ympäristöystävällisille, ympäristöystävällisille toimille. Sitten myönteiseen puoleen. olemme tyytyväisiä, kun on määritelty aktiivis, aktiivinen viljelijä. Tunnustetaan, että pienellä oma roolinsa eurooppalaisessa maanviljelyksessä. Kuitenkin aktiivisen viljelijän määritelmää pitäisi vielä parantaa ja tämä järjestelmä, joka koostuu pienistä tiloista, sen pitäisi olla sosiaalista tukea. Heidänkin pitäisi voida harjoittaa maataloustoimintaansa. Mitä tulee sitten maaseudun kehittämiseen, olemme sitä mieltä, että rahoitusta pitäisi jakea objektisten tavoitteiden, anteeksi, kriteerien pohjalta. Ja tästä asiasta ei pitäisi erikseen keskustella pilarissa yksi. Mitä tulee markkinasääntelyyn ja kun markkinoilta löytyy niin paljon vaihtelua kuin nyt on, niin ehdotus, jonka mukaisesti voitaisiin perustaa kriisirahasto, se on varsin tervetullut ehdotus. Me tuemme myös sitä ajatusta, että päämarkkinasääntelytoimet pitäisi säilyttää se takaisin vakauden. Kuitenkin on joitakin ehdotuksia, joita ei voida Liettuassa hyväksyä. Muutkin ovat niitä kritisoineet. Me emme tue ajatusta siitä, että poistettaisiin sokerikiintiöt vuoden 15 jälkeen. Kiitos. Bene, adesso il turno del deputato Spiros Danellis. Seuraavaksi parlamentin jäsenet Spiros Danellis. Και συγχαρητήρια για την καινοτόμο και χρησιμότατη για όλους σημερινή κοινή συνεδρίαση. Kiitoksia. Kiitoksia siitä, että saatoimme järjestää tämän hyvin erikoislaatuisen ja innovatiivisen kokouksen. No niin, minun mielestäni olisi ehkä tehokkaampaa, jos huomioisimme ne asiat, jotka tekevät meidän alueestamme niin erilaisia, niin erityispiirteet. Jos katsotaan esimerkiksi perinteisiä oliivilehtoja Kreikassa, siellä tarvitaan hyvin paljon, hyvin vähän maataloustoimintaa, koska täytyy huomioida alueen erityispiirteet, ne saattavat sijaita arkeologisesti tärkeällä alueella. Mm, ja ne myöskin sitovat hiiltä maaperään ja voidaan löytää hyvin paljon syitä, miksi ähm, perinteiset äh, olivilehdot äh, toimivat näin ja, äh, ja niiden tulisi myöskin hyötyä uuden YMPn viherryttämisestä sen jälkeen, kun se on uudistettu. Meidän täytyy myös huomioida se, että kaikkien jäsenvaltioiden täytyy mm, toimia nyt erittäin vaikeissa taloudellisissa tilanteissa. Meillä on seitsemän jäsenvaltiota, jotka todella ovat suurissa vaikeuksissa talouskriisin suhteen ja niiden täytyy pystyä saamaan kaikki mahdollinen tuki ja YMP on yksi alue, jossa voidaan mm, samanaikaisesti hyö- auttaa maata ja auttaa ympäristöä esimerkiksi. Mutta tämä tietenkin tarkoittaa, että meidän täytyy tunnustaa se tosiseikka, että Euroopan unionin eteläiset maat, varmasti kaikki ovat samaa mieltä siitä, tulevat kärsimään eniten ilmastonmuutoksesta. Ne tulevat olemaan niitä, jotka tulevat kärsimään siitä eniten ja siksi meidän täytyy saada aikaan uudistettu järjestelmä, jossa on yksinkertaistettuja sääntöjä niin, että voimme toteuttaa kaikki nämä tarpeelliset toimet. Kiitoksia ja nyt vielä kolme ministeriä. Ensinnäkin Luxemburgin ministeri Roman Schneider ja sitten yhdistyneen kuningaskunnan edustaja ja sitten Slovakian ministeri Roman Schneider. Kiitos puheenjohtaja. Puheenjohtaja, hyvä komission jäsen, rakkaat kollegat, hyvät naiset ja herrat, jäsenet. Haluaisin Paulia ja Marekia kiittää tästä tapaamisesta täällä parlamentissa. Me kaikki tiedämme, että yhteisen maatalouspolitiikan pitää kehittyä, että kostaisimme uusiin haasteisiin ja vastaisimme kansalaisten odotuksiin. Mutta Euroopan ja maailman elintarvike turvallisuuden niin mahdollisesti kuin täytyy olla ympin tavoite. Meillä täytyy olla budjetti, joka vastaa kunnianhimoamme. Mitä tulee jakoon jäsenvaltioiden kesken, sinä täytyy integroida ensimmäisen ja toisen pilarin budjetit ja samoin periaattein. Näin, jotta uudelleenjako olisi oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen. Me olemme menneisyydessä aina löytäneet ratkaisuni sitä ajatellen totesin seuraavaa. Maksujen suhteen Luxemburgin tapauksessa suoran tuon oikeutus on olennaisesti viljelijöiden tulotuossa jolla kompensoidaan EU liian korkeita tuotantokustannuksia. Ja toisekseen siksi, että maatalous tuottaa julkishyödykkeen. Mitä tulee näihin ympäristöystävällisiin suoriin tukiin? Järjestelmä, suoraan tukeen ne pitäisi ottaa lisää ympäristöperiaatteita. Nämä erityiset ympär, ympäristön ja maatalouden piirteet maatalouden kehittämisen yhteydessä ovat tehokkaampi keino – joka ottaa alueelliset piirteet paremmin huomioon. La proposition de dédier... 7 prosentin muuttaminen ekologiseksi alueeksi tuotannosta ottamisen muodossa ei vastaa tätä elintarvikehuollon turvallisuuden periaatetta. Meidän täytyy tukea toimia nuorten viljelijöiden hyväksi. Mitä sitten tulee tuottajien toimia, me kannatamme vapaaehtoista täytäntöönpanoa. Komis- komissiolla on useampia ehdotuksia, jotka valitettavasti lisäävät hallinnollista taakkaa yrityksissä ja kansallisessa hallinnossa, kuten muun muassa täydentävien ehtojen laitaminen uusille ehdoille, ympäristömaksut ja aktiivisen viljelijän määritelmä. Mitä maatalouden kehittämiseen tulee, minä olen sitä mieltä, että ehdotukset menevät oikeaan suuntaan. Ja luovat tiettyä jatkuvuutta menneisyyteen nähden. Mutta valittajana on todettava, että hallinta ei mitenkään huomattavasti kevenee. Jos ajatellaan hyväksymisvalvonta ja arviointijärjestelmää, mitä sitten muihin rakennerakennuksiin tulee ja eurooppalainen innovaatiokumppanuus, eivät niin nämäkään välttämättä menettelyjä helpottaa eivätkä myöskään tuo erityistä lisäarvoa maille, joilla on pienet ohjelmat. Sitten kiinnittäisin huomiota tähän epäsuotuisten alueiden määrittelyyn. Minä olen sitä mieltä, että kriteerien lista, erityisesti nämä kynnysarvot, eivät ota huomioon kaikkia ongelmia, joihin viljelijät joutuvat sopeutumaan. Ja varmasti tukea in, yksityisiä interventio- ja varastointivaatimuksia. Sitten viiniviljelyssä äh, istutusakauksen jatkaminen, sitä täytyisi ajatella. Ja, ja lopuksi me todella pahoittelemme, että meillä ei ole vieläkään ehdotusta maitokiintiöiden suhteen tällaiseen rauhalliseen laskeutumiseen vuotta 2015 ajatellen. Kiitoksia. Meidän on odotettava puheaikoja, muuten emme saa <clears throat> pääse loppuun. Jim Pace, yhdistynyt kuningaskunnan. Kiitoksia. Haluan kiittää kaikkia, jotka ovat olleet järjestämässä tätä iltapäivää. Tämä on varsin hyödyllinen mielipiteen vaihtotilaisuus ja haluan korostaa, että yhdistynyt kuningaskunta haluaa osallistua tällaisiin keskusteluihin, neuvotteluihin, vaikka tähän mennessä kuinka pitkä aika meillä kaikilla varmaankin on oma käsitys että mikä on pitkä aika, jotta saadaan YMP, joka sopii tulevaisuuden kanssa yhteen. On monia osuuksia komission ehdotuksessa, joista olemme tyytyväisiä, erityisesti joustavuus, jota on otettu pilariin kaksi mukaan, ja komission sitoumus tutkimukseen ja kehitykseen liittyen ympäröiviin toimiin, mutta vaikein komission ja monet muut ovat tehneet paljon, jotta voitaisiin lisätä tuotantoa tulevina vuosina. Niin mielestäni tämä ei kyllä oikeastaan tässä, näistä ehdotuksista juurikaan näy ei käsitellä, mitä se tarkoittaa tai mitä, on, mitä tässä on tapahtunut viime vuosina, kun äh, elintarvikkeiden hinnat ovat nousseet tai raaka hinnat ovat nousseet, no ei nyt ihan kaikki, mutta melkein. Ja kun kysyntä vain kasvaa, globaalisti näemme, että hinnat nousevat yhä eteenpäin. Tietysti vaihteluutta löytyy, mutta trendi on kuitenkin ylöspäin ja YMPn muodon pitää heijastaa tätä tosiasiaa ja eikä puhua vain sitä, kuinka paljon rahaa käytetään, vaan mihin varoja käytetään, jotta tämä muuttuva tilaisuus heijastuu tässä toiminnassa. Ja siksi olemme sitä mieltä, että tämä mahdollisuus on tavallaan menetetty, että voitaisiin käyttää varoja kaikkein tehokkaammin ja voitaisiin auttaa eurooppalaisia viljelijöitä, jotta he tulisivat innovatiivisemmiksi, kilpailukykyisemmiksi ja voisivat hyötyä näistä nousevista markkinahinnoista, joita on tulossa johtuen osittain globaalin kysynnän kasvusta me haluamme myös nähdä suurempaa painotusta pilarissa kaksi. Sehän on mekanismi, jolla autetaan viljelijöitä tulemaan innovatiivisemmiksi ja kilpailukykyisemmiksi, mutta myös uskomme, että pilari kaksi on tehokkaampi, oikeampi paikka rohkaista YMPn ympäristöystävällisyyttä Ainakin näin olemme toimineet itse yhdistönsä kuningaskunnassa jo joidenkin vuosien ajan. Mutta jos me haluamme pilarin vihe, yksi vihertämistä, niin silloin sen pitää lisätä myös arvoa veromaksajille jos, jos maksetaan viljelijöille enemmän kuin jo nyt tehdään, mutta tässä tarvitaan myös yksinkertaisuutta. Esimerkiksi komission jäsen teki selväksi, että 7 prosenttia sitä ei ole tarkoitus pistää sivuun näihin suoraan sanoi viimeisessä neuvostossa hän ei halua ottaa uudestaan käyttöön kesantoja. Ja tämä on hyvä. Se oli, olisi väärä tapa toimi, to, toimia nyt, kun elintarvike tarve lisääntyy. Jot, jollakin viljelyllä on on lampia tai metsäalueita tai muuta, jotka sopivat ympäristökohteeseen. Muilla tällaisia mahdollisuuksia ei ole, enkä minä sitten tiedä, miten löytävät tämän 7 prosenttia, jos ei toimita niin, että lakataan tuottava viljelytoiminta jollakin osalla maata. Haluaisin myös lisätä, että vahvasti tuemme sellaisia kollegoja, jotka ovat vastustaneet kattoja. Se on vienyt tätä koko prosessia ihan väärään suuntaan tulee selväksi, kun kuuntelee ministereitä ja kollegoja maatalousvaliokunnasta, että maksujen lähentyminen jäsenvaltioiden sisällä ei ole hyväksyttävää ja minä todellakin toivon, että komissio vetää tämä ehdotuksensa pois. Ja vielä lopuksi tuen kaikkia kommentteja, joita tänään on kuultu yksinkertaistamisesta. Tätähän me kaikki haluamme nähdä, se on arvokas tavoite, mutta en usko, että tämänhetkiset ehdotukset johtavat tähän suuntaan välttämättä. Bene, grazie Jim Page. Adesso il tu... Kiitoksia. Ja seuraavaksi Simon Slovakian ähm, maatalousministeri. Dovolte, aby som úvodom privítal túto diskusiu aj Kiitoksia kovasti. Olen erittäin iloinen, että me käymme tätä keskustelua äh, täällä. Äh, on erityistä, että me ministerit eh, tällaisessa vaiheessa pääsemme keskustelemaan parlamentissa, mutta Slovakian puolesta voin sanoa, että yhteisen maatalouspolitiikan uudistus eh, Slovakialle sellaisena kuin se nyt on, on varsin pettymystä herättävä se, että eh, poistetaan epätasa-arvoa jäsenvaltioiden välillä, yksinkertaista YMPtä ja niin poispäin. Se on pettymys jäsenvaltioille ja maanviljelijöille. Toisaalta haluan puhua ympäristön näkökulmasta Slovakialle. Tämä on vaikeaa, jos haluamme samanaikaisesti äh, huomioida EUn perustavoitteet, esimerkiksi äh, ympäristön suojelu. Meille tämä osa äh, uudistusta ei ole niin selvä ja siksi haluamme hiukan selkeyttä. Ensinnäkin perusasiat, yhtenäiset markkinoilla tarvitaan samanarvoisia sääntöjä, mutta maksuissa ei noudateta samoja sääntöjä. Miten voimme olla kilpailukykyisiä markkinoilla maailmassa, jos seisomme toistemme tiellä EUn sisällä kilpailussa ja jos jäsenvaltioissa samaa tuotetta tuotetaan tuetaan epätasa-arvoisesti, kuten saattoi nähdä tässä Tanska-Liettua esimerkissä. Juuri siksi meillä on ongelma näiden maksujen suhteen ja näiden maksujen tasautusten suhteen. Tässä seitsemän vuoden siirtymäaikana meillä olisi oikeastaan pitänyt olla riittävästi aikaa emme me tarvitse mitään lisäaikaa. 30 prosenttia maksuista viherryttämiseen ja 7 prosenttia kesannointiin. Tämä on oikeastaan juuri väärä tapa toimia, jos ajattelee elintarvikehuoltoa. Nimittäin viherryttämisen 30 prosenttia johtavat siihen, että elintarvikkeiden hinnat nousevat ja siksi meidän mielestämme tämän toimenpiteen pitäisi saada pienempi prosenttiosuus ja sen pitäisi liittyä vapaaehtoisuuteen. Sitten meillä on ongelma kattojen kanssa ja kuten edeltäväkin puhuja, mekin olemme sitä mieltä, että meidän ei tulisi hyväksyä tätä osaa komission ehdotuksesta. Toivottavasti komissio pohtii tätä uudelleen, koska nimittäin kattojen asettaminen maksuille meidän mielestämme on haitallista kilpailukyvylle. Ja sitten aktiivisen maanviljelijän määritelmä on mielestämme hyvä, mutta kysymys kuuluu, riittääkö 5 prosenttia maataloustoiminnasta, jotta voidaan varmistaa aktiivinen osallistuminen. Meidän mielestämme tämän prosenttiluvun pitäisi olla 30 prosenttia. Sitten nämä maksujen poistaminen ja maksuvaatimiston käyttöönotto tarkoittaa meidän mielestämme sitä, että otetaan käyttöön hankala järjestelmä. Me pohdimme, miten me voimme tukea nuoria viljelijöitä, jotka asettavat hakemuksensa vuonna 2011, jos itse asiassa 2014 on viite vuosi. Tämä tarkoittaa sitä, että kukaan ei 2014 voi saada näitä maksuja. Siksi meidän pitäisi mielestämme käyttää viite vuotena vuotta 2011 nuorten viljelijöiden määrä kasvaa jatkuvasti. Jos käytämme vuotta 2011 viite vuoteen, niin se on hyvä viesti. Muuten eh, heidän toimintansa ei voi kukoistaa. Sitten muistan sokeriuudistuksen. Olin silloin ministerinä neuvostossa ja meille vakuutettiin, että nämä sokerikiintiöt eivät eh, vaikuta kielteisesti, ja juuri tämä vuonna näimme kielteiset vaikutukset. Sitten maksujen eriyttäminen. Tämän pitäisi liittyä myöskin eläimiin ja nostamme vaadimme, että prosenttiosuutta nostetaan 20-30 prosenttiin, jotta uudistuksen todelliset tavoitteet saavutetaan, nimittäin elintarvikkeiden tuotanto päätavoitteena. Kiitoksia. Nyt jäsenten vuoro. Varapuheenjohtaja Poulsson. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kaikki ministerit ja kollegat. Vaaditaan vähän, että saatte luurit päähän. Mitä maatalouspolitiikan kakkospilariin tulee, niin täytyy sanoa, että siinä on paljon, paljon hyviä ehdotuksia. Mutta se, mikä sitä puuttuu täysin, on mahdollisuudet naisille, erityisesti nuorille naisille, jotka haluavat jäädä maaseudulle. Kuten tiedätte, ilman sekä miehiä, miehiä että naisia on elämää hyvin vaikea jatkaa. Mietityttää, kun me puhumme ystävällisyydestä ja tulevaisuudesta. Miksi ei aseta täysin realistisia tavoitteita nykytiedolla ja tekniikalla? Ja se on se, että maatalous ja metsätalous olisi täysin äh, energia itseriittoista. Ja, ja sitten kysymys on lannasta ja muusta sivutuotteesta ja jätevesistä tuotettua energiaa. Tiedän, että paljon teknisiä ongelmia ratkaistavina, mutta ratkaisemattomia ne eivät ole. Ja silloin me saisimme paljon aikaa, me pääsimme ää, näistä kasvihuonepäästöistä ja fossiilista polttoaineista, joten ympäristöystävällisyyden suhteen ymmärrän, että nykyehdotus on enemmänkin byrokraattinen kuin vihreä. Viljelijöiden täytyy saada maksu, maksusi niistä julkisodikkeista, joita he tuottavat. Ja että markkinat eivät korvaa. Mutta tehkäämme se niin, että pyrimme paljon yksinkertaisempaan suoraan tapaan maksaa tuottajille sekä äh, ympäristöinvestoinnista että kulttuuripannosten tuottamisesta, jotka usein unohtamme, mutta maanviljelijät kantavat harteilla Euroopan kulttuuria. Grazie, Madame Paulson. Adesso... Kiitoksia, edustaja Polsen. Nyt viimeiset kaksi ministeriä. Ensinnäkin Jari Koskinen, Suomen maatalousministeri, ja sitten Valeriu Tabara, Romanian maatalousministeri. Jari Koskinen, olkaa hyvä. Kiitos, komissaari, arvoisat parlamentin jäsenet, hyvät kollegat. Haluan myös kiittää tämän kokouksen järjestämisestä Tämä on hyvä alku yhteistyölle eri instituutioiden välillä. Haluan tässä yhteydessä esittää kolme asiaa. Ensinnäkin Suomen puolesta totean, että komission lainsäädäntöehdotukset luovat hyvän pohjan jatkokeskustelulle yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisesta. Yhdymme komission esittämään kolmeen yleiseen tavoitteeseen elinvoimaista elintarviketuotannosta, luonnonvarojen kestävästä käytöstä ja tasapainoisesta alueellisesta kehityksestä. Maataloustuotannon edellytykset tulee taata kaikilla yhteisön alueilla. Mielestäni komission esittämät tavoitteet voitaisiin kuitenkin saavuttaa esitettyjä keinoja yksinkertaisemmin. Tukijärjestelmien määrän sekä niiden seurannan ja valvonnan lisääntyminen on ongelma komission ehdotuksissa. Järjestelmä monimutkaistuu, vaikka sitä olisi yksinkertaistettava sekä hallinnon että viljelijän näkökulmasta. Toiseksi suorien tukien osalta tuen komission ehdotusta jäsenmaiden välisten tukitasoerojen asteittaisesta tasaamisesta ja siirtymistä kohti alueellista tasatukea. Kiitän komissaaria erityisesti siitä, että komission ehdotukseen sisältyy mahdollisuus jatkaa tuotantosidonnaisten tukien maksamista. Komission ehdottama järjestely on erityisen tärkeä monipuolisen maatalouden ylläpitämiseksi alueilla, joilla kustannustaso on korkea. Suomi suhtautuu myönteisesti ajatukseen vihreästä tuesta suorien tukien järjestelmän alla – mielestäni kuitenkin esitettyjä toimenpiteitä tulee vielä tarkastella jotta hallinnollista taakkaa ei suhteettomasti lisätä. kolmanneksi maaseudun kehittämistukien kokonaisuus on suomelle erittäin tärkeä olosuhteidemme takia. olen tyytyväinen komission esittämään laajaan maaseudun kehittämisen toimenpidekokonaisuuteen mutta jatkovalmistelussa tulisi kiinnittää erityistä huomiota ohjelman valmisteluun ja toteuttamisen yksinkertaistamiseen lopuksi toteaisin että markkinajärjestelyjen osalta on hyvä että komissio on kiinnittänyt huomiota markkinakriisien parempaan ja nopeampaan hallintaan. pidän myös tuottaja ja toimialaorganisaatiojärjestelmän kehittämistä koskevia esityksiä hyvänä aloitteena. sen sijaan sokerikiintiöiden poistamista vuonna kaksituhatta viisitoista emme voi kannattaa. kiitos herra Grazie. Valeriu Tabara alla parola. Prego, Valeriu. Kiitoksia. Sitten Valeriu Tabara. Domnule președinte, domnule comisar. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisat komission jäsenet, hyvät ministerit. Me olemme sitä mieltä, että tämänpäiväinen kokouksella on erityinen merkitys, koska tässä keskustellaan asioista, jotka ovat erityisen tärkeitä Euroopassa tänään ja tulevaisuudessa. Ensisilmäykseltä nämä ongelmat näyttävät erittäin vaikeilta, hankalilta ja on komission on komissiolta hyvä asia, että se on mm, esittänyt meille nämä ehdotukset, kun on tärkeitä vuodelle 2014. Tälle, äh, tämä tapahtuma on merkittävä, koska me luomme pohjaa ratkaisulle erittäin monimutkaisessa järjestelmässä, joka sisältää hyvin paljon monimuotoisuutta Euroopan unionissa. Mitä tarkoittaa eh, maatalousjärjestelmien erityisyys äh, maissamme? mitä se tarkoittaa alueellisella tasolla ja kysymys kuuluu myös, mitä tavoit- vaatimuksia asetetaan maataloustuotannolle tulevaisuudessa. Eihän me halua ainoastaan tuottaa elintarvikkeita ja käyttää raaka-aineita. Tässä on kyse myös siitä, että luodaan raaka-aineita uusiutuville energiamuodoille tulevaisuudessa. Samanaikaisesti on tärkeää, että Euroopan maatalous tuottaa kvantitatiivisesti ja kvalitatiivisesti korkealaatuisia tuotteita. Ja huomioidaan samalla, että varmistetaan maanviljelijöiden tulot. he kuitenkin hallinnoivat tärkeää osaa EUn rikkaudesta, nimittäin maaperää ja metsiä. Samanaikaisesti meillä on suuri vastuu kuluttajia kohtaan. Me tuottajat ja myöskin kuluttajat, meillä on yhteisvastuu. Meidän tulisi tässä, me haluaisimme tässä käsitellä tiettyjä toimenpiteitä, jotka täytyisi pohtia. Ensinnäkin suorat tuet. Kolmas osa suorien tukien eroja niiden maiden välillä, joissa suorat tuet ovat eurooppalaisen keskiveron alla. Tämä ei riitä. Ja myöskin suorien tukien ympäristönäkökulman toteuttaminen on tarpeen, mutta meidän on varmistettava, katsottava, miten tämä vaikuttaa ja myöskin se, sitä on katsottava, että lisääntyykö byrokratian vaara. Sitten ähm, kattojen asettaminen vaarana on se, että tämä vaikuttaa toimiviin äh, maatalousyrityksiin, joilla on suuri merkitys elintarviketurvallisuuden kannalta ja äh, jotka myöskin noudattavat korkeita standardeja. Jos poistetaan tietyiltä tuottajilta investointien rahoitus, niin vaarana on se, että ei enää tuoteta korkealaatuisia elintarvikkeita ja ähm, tällä hetkellä äh, tämä ei ole äh, kiinnostava. Pienviljelijät toimet tätä tuemme, mutta meidän on katsottava mikä on katto 5000 euroa tuhannen euron sijaan eh, niille maanviljelijöille, jotka toimivat eh, innovatiivisen maanviljelyksen puolesta. Se on tärkeää. Sitten nuoret viljelijät. Eh, tässäkin meidän on pohdittava prosenttilukua. kaksi prosenttia kansallisesta budjetista ja myöskin tämä prosenttiosuus, mitä tulee kokonaispinta-alaan. Sitten vientituet, erityisesti vientituet maitotuotteille ja lihatuotteille ovat tarpeen. Sitten sokerista. Olemme sitä mieltä, että komissio täytyisi tässä tarkkaan analysoida, mitä markkinoilla tapahtuu sitten, kun sokerikiintiöt päätyvät vuonna 2015. Me kannatamme sitä, että tätä pidennetään vuoteen 2018 asti. Ja samanaikaisesti kannatamme kiintiöiden asteittaista nostamista 5 prosentilla vuosittain. Se voisi pehmeyttää kielteisiä vaikutuksia, jotka saattaisivat syntyä sitä kautta, kun kiintiö lopetetaan. Ja sitten mehiläishoidosta. Olemme sitä mieltä, että tässä tarvitaan uusia toimenpiteitä, jotta hunajaa käytettäisiin enemmän, lapset ja vanhukset käyttäisivät hunajaa enemmän ja että hunajaa hyödynnettäisiin esimerkiksi koulussa. Sitten maito. Romania kannattaa sitä, että ryhdytään uusiin toimenpiteisiin erityisesti, mitä tulee sopimusten neuvotteluihin ja siihen, että ne sopimukset ovat pakollisia. Se, että maito-ohjelma pidetään yllä kouluissa, sitä kannatamme. Sitten liha. On vaikea välttää tässä suuria ongelmia markkinoilla. Tässä keskitytään mikroyrityksiin ja pk-yrityksiin. Se, että suuret yritykset jätetään tässä ulkopuolelle, kun ylitetään tietyt työntekijämäärät tai tietty liikevaihto, sitä me emme kannata. Kiitoksia. Nyt olemme päättäneet ministerien puheenvuorot. Tietenkin annan vielä puheenvuoron eh, edustajille, eh, niiden ministerien edustajille, jotka eivät voineet osallistua, mutta pyydän, että pidätte kiinni puheajoista koska meillä on enää 25 minuuttia aikaa. Oli Nitska kaksi minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja, kun aloitimme keskustella YMPstä Olimme kaikki päätavoitteista ja pyrkimyksistä samaa mieltä. Halusimme suurempaa oikeudenmukaisuutta, joustavuutta, sopeutuvuutta. Ajatella mahdollisia kriisejä maataloudessa halusimme toimia ympäristöystävällisemmin, uudenaikaisemmin ja myös yksinkertaisemmin. Halusimme valtavirtaista toimintaa nyt. Olemme konkreettisten ehdotusten vaiheessa. Komissio on tehnyt näitä ehdotuksia ja nyt eh, on varsin erilaisia mielipiteitä eri jäsenvaltioista, eri ministerit ovat eri kannoilla ja MEPit myös ilmaisevat varsin erilaisia kantoja. Tämä huolestuttaa minua, koska jos tässä huoneessa eh, ja yhdessä viljelijäjärjestöjen ja ammattiliittojen kanssa emme pysty ehdottamaan uutta muotoa ympärist- mm, maatalouspolitiikalle, jonka voimme myös myydä viljelijöillemme, niin se tarkoittaa sitä, että häviämme tämän taistelun suuresta maatalousbudjetista ja tämä taas tarkoittaisi sitä, että kuluttajamme ja viljelijämme Euroopassa joutuisivat valtaisiin ongelmiin tulevaisuudessa. Siksi minä vetoankin teihin, jotta tekisitte avoimemmin kompromisseja niin, että saamme asianmukaisen muodon maatalouspolitiikalle uudistetussa muodossaan. Jos tässä epäonnistumme, historia tulee toistamaan itseään, aivan kuten tapahtui budjetissa, jonka tarkoitus antaa apua köyhimmille. Vaikkakin kaikki näyttivät olevan, olevan ehdotuksen puolesta, hävisimme taistelun äänestyksessä. Ja sitten budjettia leikataan. Ja nyt sitten Itävallan edustaja Edith Klauser, kaksi minuuttia. Paljon kiitoksia puheenjohtaja Arvoi arvonsa. Neuvoston puheenjohtaja, hyvä komission jäsen, hyvät paikalla olijat, kiitoksia kutsusta ja mahdollisuudesta yhdessä Euroopan parlamentin jäsenten ja EU-jäsenvaltioiden kollegojen kanssa keskustella tulevasta maatalouspolitiikasta. Periaatteessa eh, Itävalta pitää näitä ehdotuksia hyvänä neuvottelupohjana eh, sopeutuksia ja tietyt eh, merkittävät muutokset ovat tarpeen, jotta saadaan aikaan hyvä tulos. Koska minulla on vähän aikaa Teen vain muutaman perustavanlaatuisen kommentin. Ensinnäkin suorista tuista. Tämähän pitäisi komission ehdotusten mukaisesti uudistaa täysin. Tämä tarkoittaa monille jäsenvaltioille ja myöskin Itävallalle suurta muutosta. Tässä yhteydessä haluaisin sanoa muutaman sanan Itävallalle erittäin tärkeästä aiheesta, nimittäin yksinkertaistamisesta yksinkertaistamisen tarpeesta ovat jo monet äh, valtuuskunnat puhuneet ja myös Itävalta äh, haluaa todellista äh, hallinnon yksinkertaistamista. Komission suorien tukien ehdotukset ovat itse asiassa todellista monimutkaistamista. Tavoitteet kuitenkin voitaisiin saavuttaa yksinkertaisemmallakin järjestelmällä. Annan teille tästä esimerkin. Otetaanpa uusi ympäristöpalkkio, erityinen oma palkkio omalla sanktiojärjestelmällä palkkiojärjestelmällä monimutkaistaa suorien tukien järjestelmää. Helpompaa olisi, jos perustuki ja viherryttämistuki yhdistettäisiin tilakohtaiseksi tueksi. Ja tällä tavoin ympäristötuet voitaisiin Äh, panna tilan äh, viherryttämisen käyttöön. Myöskin alueellisen mallin äh, alueellinen malli on asia, josta jotkut jäsenvaltiot puhuivat tänään. Meillä on Itävallassa erittäin monimuotoinen maatalous, jossa on hyvin suuri osa, osuus vuoristoalueita. Yhdenmukaiset maksut aiheuttaisivat ongelmia ja siksi pyydämme joustavuutta tähän malliin. Yhteisellä maatalouspolitiikalla on Itävallassa erityismerkitys, erityisesti yhdessä itävaltaisen ympäristöohjelman kanssa, jota käytetään lähes koko maassa. Tästä syntyvää, kestävää ja menestyksekästä maataloutta Itävalta haluaa jatkaa ja siksi tarvitaan rahoitusta ja hyviä oikeuspuitteita menestyksekät mallit on otettava mahdollisimman hyvin huomioon ja myös maatalouden kehittämisen alalla, maaseudun kehittämisen alalla ei saa luoda uutta byrokratiaa. Yhteistä markkinajärjestelyistä Itävalta pitää näitä ehdotuksia hyvinä. Ne menevät periaatteessa oikeaan suuntaan. Vähemmän myönteistä on se, että sokerikiintiöistä luovutaan ja siihen liittyvät kysymykset. Itävalta ei hyväksy tätä ehdotusta ja kannattaa kiintiöiden jatkamista. Lopuksi eh, vielä yksinkertaistamisesta. Se on kaikissa osin yhteistä maatalouspolitiikkaa keskeinen aihe ja Itävalta tietenkin osallistuu rakentavasti keskusteluihin. Kiitoksia. Kiitoksia ja seuraavaksi Ranskan hallituksen edustaja. Merci, monsieur. Kiitoksia puheenjohtaja, kun otetaan huomioon aika, joka jota on jäljellä, niin menen ihan suoran asian, koska tämä paketti on neuvottelupohja, mielenkiintoinen sellainen kuitenkin, ainakin Ranskan kohdalta sitä pitää vielä parantaa huomattavasti, mitä tulee yksinkertaistamiseen, joustavuuteen ja toissijaisuusperiaatteen toteutumiseen, mitä tulee mm, suoriin tukiin. Ranska toistaa tukensa, jonka se sitten jo 2010 sillä, että uudelleen jaetaan näitä tasa-arvoisesti jäsenvaltioiden kesken progressiivista otettaisiin huomioon budjetti äh, rajoitukset, se, että luovutaan hi- historiallisesta referenssistä ja lähentymistä jäsenvaltioiden sisällä on tavoite, jonka me jaamme, mutta tämä prosessi, sen pitää jättää suurempi päätösvalta jäsenvaltioille, koska maanviljelymme on varsin erilaista. Komission ehdotus tässä mielessä ei tyydytä meitä. Se, että ensimmäistä pilaria tehdään ympäristöystävällisemmäksi, tätä on tuettu alussa Ranskassa periaatteellisesti, mutta nämä muodot tässä vaiheessa toimia eivät työtä meitä. Tämä on liian turhan byrokraattista eikä johdonmukaista, kun ajatellaan maatalouteen liittyviä mm, velvoitteita. Ranskalle on tärkeää säilyttää mahdollisuus säilyttää nämä maksut, jotka liittyvät tuotantoon YMPssä vuoden jälkeenkin. Mitä tulee yhtäläisen markkinajärjestelmän olemme tyytyväisiä komission ehdotuksesta, koska tämä pyrkii siihen, että olisi tällaisia sääntelyvälineitä käytössä, jotka ovat tehokkaampia, reagoivia, jotka eivät aio korvata markkinoiden toimintaa, mutta parantavat, parantaisivat markkinoiden toimintaa erityisesti, mitä tulee siihen, että voitaisiin vastata paremmin kriiseihin. Tämä on meistä myönteistä ja tietenkin teemme sen puolesta työtä, että voimme vieläkin tätä ehdotusta parantaa. Kuitenkin kahdessa osassa, kohdassa erityisesti meidän täytyy parantaa ehdotusta. Ensimmäisestä kohdista on se, että vahvistaa neuvotteluvaltaa, joka tuottajilla on. Komission ehdotus ei tyydytä meitä tässä suhteessa, koska se ei mahdollista sitä, että voidaan vahvistaa kollektiivisten viljelijäjärjestöjen toimintaa tarjontakysymyksessä. Tämä on sitä aikaisemminkin täällä ja tulemme kiinnittämään tähän suurta huomiota neuvottelussa ja muissa keskusteluissa. Sitten toinen asia, jonka ottaisin esille, on se seikka, että sokerialalla Ranska ei voi hyväksyä sitä, että luovutaan kiintiöstä vuonna 15 jatkettaisiin toimintaa vuoteen 20 saakka. Mitä tulee sitten maaseudun kehitykseen ja komission ehdotuksiin, ne ovat varsin monimutkaisia, vaikka mukamas pyritään vahvistamaan budjettikäyttöä ja harmonisoimaan toimintaa. Ma- maaseutukehityksessä todellinen poliittinen kehitys on tarpeellista epäsuotuisilla alueilla yksinkertaisella tavalla. Sitten vielä YMP-rahoituksesta haluaisin korostaa, niin kuin aikaisemmatkin puhujat, sitä, että puuttuu todellista yksinkertaistamista, mitä tulee ehdo, tuen e, ehdollisuuteen, toisin kuin komissio sanoi, ja huolimatta siitä toiveesta, jonka neuvosto esitti vuoden 11 alussa. Ja lopuksi vielä kaikki, mistä keskustelumme, on merkityksetöntä, ellei YMP saa talousarviota tuekseen, joka on tyydyttävä, riittävä. Ja se, mitä nyt ehdotetaan komissiosta, on meistä aivan ehdoton minimi. Kiitos. Bene, grazie. Andiamo avanti con i Kiitoksia. Ja nyt menemme eteenpäin. Meillä on Viron hallituksen edustaja Katrin Pum. Mulla on suuri au olla. Kiitos. Minulla on suuri ilo olla täällä tässä ensimmäisessä historiallisessa kokouksessamme. Ja Viron maatalousministerin nimissä haluaisin tarttua kahteen asiaan tärkein asia Virolle ympin tulevaisuuden suhteen on suorat tuet. Ja niiden tasoittaminen mahdollisimman nopeasti jäsenvaltioiden kesken. Viro tukee komissiota sen pyrkimyksissä suorien tukien tavasta tasaamisessa, mutta tahtia mitä tyydytä, koska se ei takaa tasaisia kilpailualoja seuraavan budjettikauden aikana. Viron suuren tukien tason pitäisi olla ainakin 90 prosenttia EUn mediaanista. Panettaisimme myös sitä maaseudun kehittämisen tukitasojen pitäisi pysyä entisellään tai jopa kasvaa seuraavalla budjettikaudella. Ja suorien tukien tasoittamisen ei saa, tasoittaminen ei saa tapahtua maaseudun kehittämisen kustannuksella, koska se vaarantaisi niitä rakennemuutosinvestointeja, joita me tarvitsemme, jotta saisimme in, innovaatiota perille. Kiitos. Kiitän myös siitä, että pidittekin puheajasta. Meidän täytyy mennä nopeammin eteenpäin, koska aikaa on vähän. Ja seuraavaksi äh, edustajamme Köstinger. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, olen vakuuttunut siitä, että erityisesti elintarvikkeiden huoltovarmuus on asetettava tärkeämmin keskustelun etualalle, kun puhumme YMPn uudistuksesta. Me varmasti voimme tukea tukea komission ehdotuksia, mitä tulee kestävyyteen ja ympäristön suojeluun. Ne ovat oikeita ja tärkeitä, mutta samanaikaisesti voimme, meidän täytyy sanoa, että meidän ei tulisi keksiä pyörää uudelleen, vaan katsoa tarkkaan, mikä on toiminut tähän mennessä ja mitä täytyy laajentaa ja mennä pois YMPn vallankumouksesta sen kehittämiseen. Tämä seitsemän prosentin kesannointi, jota ehdotatte viherryttämisen johtaisi varmastikin vallankumoukseen erityisesti eh, meidän maanviljelijöiden keskeydessä, erityisesti jos otetaan huomioon, että useat jäsenvaltiot viime vuosina ovat ryhtyneet toimenpiteisiin, kuten eh, erilaisiin toimenpiteisiin, jossa juuri nämä alueet, jotka tarvittaisiin tämän 7 prosentin täyttämiseen, on otettu pois maanviljelijöiltä. Ja kriittisesti tarkastelen, kuten muutkin puhujat, sitä, että byrokratia lisääntyy, jos tämä vihertäminen toteutetaan tällä tavoin nytkin, ja tätä ei huomioida riittävästi. Meidän viljelijämme täyttävät hyvin paljon vaatimuksia äh, saadakseen nämä suoret tuet, äh, ähm, täyttävät nämä täydentävät ympäristöehdot, jotka ovat tiukat, ja meidän täytyy välittää tämä paremmin. Yhteisessä maatalouspolitiikassa ja uudistuksessa on kyse myös uskottavuudesta kuluttajia kohtaan, mutta erityisesti myös maanviljelijöitämme kohtaan, koska he äh, päivittäin tekevät työnsä ähm, tiloillaan. Ja jos me puhumme uudistuksessa, jossa on kyse jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin kumppanuudesta, niin tarvitaan hyviä pelisääntöjä kaikille, jotka, joita voidaan myös jo noudattaa. Tosiseikka on myös se, että tämän viherryttämisen kautta toista pilaria ohennetaan. Se on kuitenkin yhteisen maatalouspolitiikan sydän ja erityisesti maatalous- ja ympäristöohjelmissa meidän on varmistettava se, että ne maat, jotka ovat hyvin paljon toteuttaneet viimeisten vuosikymmenien aikana, eivät joudu kärsimään tämän uudistuksen seurauksena pidän monia komission ehdottamia asioita erittäin hyvinä ja tärkeinä. Erityisesti on kyse innovaation, kilpailukyvyn, kestävyyden vahvistamisesta, investointien edistämisestä ja tätä erityisesti toisessa pilarissa. Tärkeää on kuitenkin myös, että raaka-aine turvallisuuden alalla keksimme vielä jotain uutta. Sokerikiintiöiden poistaminen vuonna 2015 ei varmastikaan ole paras mahdollinen ehdotus. Myöskin bioenergian alalla on pohdittava asioita. Olen varma, että yhdessä komission neuvoston ja parlamentin kanssa saamme aikaan hyvän uudistuksen. Sydämelliset kiitokset. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Laslo Vaida Unkarin hallituksen edustaja. Kiitos puheenjohtajat, komission jäsen, hyvät naiset ja herrat. Unkarin mielestä tarvitaan voi, vahvaa YMPtä, jossa toki taso vastaa vähintäänkin historiallista tasoa. Komission ehdotus meidän mielestä luo hyvän pohjan neuvotteluille. Mutta useammassa kohdassa keskustelujen täytyy jatkua ja tekstiä täytyy parantaa. Unkari uskoo, että maatalouden tehtävä tulevaisuudessa tulee olemaan ruoan tarjontakilpailu kykyisellä tavalla. Enimmäismäärät ovat tätä, jota me tuemme. Vahva ensimmäinen pilari luo pohjan riittävälle viljelijöiden tulotasolle – mutta jäsenvaltiolle täytyy antaa riittävästi joustavuutta niiden käytössä. Tämä 10 prosentin kynnys on, on tärkeä ja hyvä ehdotus näillä herkillä alueilla ja on ollut asioita, joita emme hyväksy. Maatalous luonteeltaan on ympäristöystävällistä ja olemme tukeneet sitä, mitä vihertämistä emme kannata. Meidän täytyy erittäin tarkkaan miettiä lisävihertämistä. Meidän täytyy yksinkertaistaa tavoitteita ja toimia. Täytyy ottaa huomioon paikalliset olot entistä paremmin huomioon. Olemme syventymässä komission ehdotuksiin ja uskomme, että e, jäsenvaltioisiin pitäisi jäädä enemmän resursseja aluekäytöksen suhteen. Me uskomme, että aluekehityksen tavoitteita ei pidä vaarantaa EUn tai jäsenvaltioiden tasolla lisäyksinkertaistaminen on niin tuottajille kuin hallinnon edustajille tärkeitä, ja komission pitäisi edetä pitämällä siihen suuntaan. Ja lopuksi sanotaan, että komissio haluaa tehdä rakentavaa yhteistyötä komission kanssa luodessamme pohjaa seuraavalle YMPlle. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Lankomaiden hallituksen edustaja. Yksi minuutti, olkaa hyvä voorzitter. Kiitoksia, puheenjohtaja. Heti suoraan asiaan. Ja sanoisin, että luonnollisesti tämä on hyvä pohja neuvotteluille, mutta olemme sitä mieltä, että ehdotusten täytyy olla yksinkertaisempia ja myös tavallaan rehellisempiä sikäli, että Tietenkin me puollamme sitä, että uudelleen jaetaan näitä suuria tukia, mutta olemme sitä mieltä, että suhteellisuus ja toiseusperiaatetta pitäisi soveltaa. Tämänhetkiset ehdotukset eivät ole hyväksyttäviä tätä taustaa vasten. Voisimme kuvitella, että joko EU on sama prosenttiosuus kaikille jäsenvaltioille, kaikki saavat tietyn maksimin per jäsenvaltio, se voisi olla vaikka 4 prosenttia. Uskon, että lähes kaikki täällä ovat sanoneet, että ehdotuksen pitäisi olla joustavampi ja siihen joustavuuteen pitäisi myös pyrkiä ja olemme myös siitä samaa mieltä itse. Komissio puhe, puhuu 30 prosentista, mitä tulee ympäristötoimiin, mutta en usko, että yksi koko oikein palvelee koko järjestelmää kautta EUn. Mielestäni meillä pitäisi olla rajallinen määrä vaihtoehtoja. Tämä näin voidaan paremmin sopeuttaa toiminta kansalliseen tilanteeseen. Ainakin tarvitsemme tällaisen mm, tuen vi- ympäristötoimista, mutta vieläkin on silti tilaa innovoinnille. Yksinkertaistuna, niin kuin täällä on sanottu, on pelin henki. En, se nyt on tullut esille täällä jo monta kertaa, eikä minun tarvitse näistä toista, ja tuemme niitä kollegoja, jotka ovat tätä peräänkuuluttaneet. Sitten tietysti olemme samaa mieltä saksalaisten kanssa mitä tulee Ir- mut Irlannin su- asennoitumisen nuoriin viljelijöihin. Olen samaa mieltä enimmäismaista saksalaisten kanssa. Ja Espanjan kollegat esimerkiksi ovat puhuneet siitä, että meidän täytyy oppia tästä maatalouskriiseistä, jota olemme viime vuosina nähneet. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Ruotsin hallituksen edustaja Thomas Dalman. Kiitos puheenjohtaja. Pyydän anteeksi ministerin puolesta. Hän ei valitettavasti päässyt paikalle tänään. Ei, ja Thomas Dalmankin, Dalmankin joutui lähtemään, mutta haluaisin kiittää tästä aloitteesta. Harvastamme sitä, että voimme keskustella uudistuksesta yhdessä. Me odotamme neuvotteluja ja me aiomme olla rakentavia neuvottelukumppaneita ympin alueella. Kiitos. Bene, grazie. Rappresentante... Hyvä, kiitoksia. Ja sitten Slovenian hallituksen edustaja Simona Vrevk. Ja, hvala. Uvodoma bi se želila v imenu ministra zahvaliti. Kiitoksia oikein paljon. Ensinnäkin haluaisin kiittää teitä siitä, että olette järjestäneet tämän tapahtuman. Kiitän teitä ministerimme puolesta. Kaikki aikaisemmatkin puhujat ovat sanoneet, maininneet Sloveniallekin tärkeimmät kysymykset, nimittäin eh, joustavuus täytäntöönpanossa jäsenvaltioissa itsessään. Jäsenvaltiot ovat erilaisia ja jos niiden erityispiirteitä ei oteta huomioon, niin niiden vaikutus yksittäisiin maatiloihin voi olla erittäin suuri. Me tarvitsemme joustavuutta Sloveniassa ja Slovenia äh, kannattaa myös konvergenssia jäsenvaltioiden kesken, mutta me kannatamme lähestymistapaa, joka kautta äh, pragmatismi olisi vallalla, nimittäin me tuemme äh, komission ehdottamaa mallia, joka meidän mielestämme on avoin ja hyvä, ja olemme samaa mieltä Saksankin kanssa. Tämä loppupäätös suorien tukien summista voidaan tehdä vasta sitten, kun lopulliset rahoitusnäkymät on määritelty. Ja on erittäin tärkeää Slovenialle myös jatkaa uudelleen järjestely hankkeita. Haluamme siis jatkaa sitä hyvää työtä, jota olemme tehneet ympäristönsuojelun saralla ja myöskin työtä eh, maaseudun kehittämisen saralla. Yhdymme Itävaltaan, nimittäin ne mallit, joita on käytetty tähän mennessä eh, maaseudun kehittämisessä, pitäisi ottaa huomioon ja niitä pitäisi pystyä jatkamaan myös tulevaisuudessa. Kiitoksia. Kiitos. Kiitän kaikkia hallituksen edustajia, jotka ovat saaneet puheenvuoron, eh, kaikkia ministereitä. Nyt meillä on vielä muutaman parlamentin jäsenen puheenvuoro. Tiedä, haluavatko eh, he vielä puheenvuoron. Edustaja Kalniete, kyllä. E Edustaja Kalniete ja sitten Sikieri. Eh, Kiitoksia. Godātie ministeri, godātie kolēģi. Kiittäisin ministereitä, kollegoja. Puhun nyt aivan lyhyesti. Mm, Latvian tilannesta. Meitä kohdellaan jotenkin epäreilusti tässä ehdotuksessa, mutta olemme kuitenkin toivo, olimme toiveikkaita. Me toivoimme, että Eurooppa tekisi maataloudestaan kilpailukykyistä niin, että EUn yhtenäismarkkinat eivät halvautuisi, mutta jos tarkastellaan suoratukijärjestelmää, kriteerien ei pitäisi perustua historiallisiin lukuihin, mutta siltä tämä ehdotus kuitenkin näyttää. Me olemme sitä mieltä, että YMPn uudistuksen liittyvät siirtymävaiheet – eivät pitäisi, niiden ei pitäisi ylittää neljä vuotta. Ne maat, jotka saavat alle 50 prosenttia keskiarvoisesta suorasta tuesta siirtymävaiheessa, heidän pitäisi saada tämä tuki välittömästi. Latvialaiset viljelijät eivät voi ymmärtää, minkä takia komission tämän ehdotusten mukaisesti he joutuisivat odottamaan ainakin 13 vuotta – eivätkä siltikään saisi juurikaan enempää kuin 50 prosenttia keskiarvosta suoria tukia eurooppalaisille viljelijöille. No ehkä viljelijöiden joukossa on eroja, mutta ei näin paljon. Täytyy tasapainottaa näitä suoria tukia, koska muutoin viivästyttää jaettua kasvua Euroopassa ja se haittaisi kokonaisvaltaisesti kilpailukykyä maataloudessa. Kiitos. Proponowana reforma jest głównie kontynuacją, brak jest konkretnych zmian. Mm halua mennä. Tässä, tämä on jatkoa edelliselle politiikalle, eikä siinä ole suuria muutoksia meidän eh, ihan kuin me sanoisimme suoraan, että ehdotettu budjetti ei ole riittävä verrattuna niihin mm, tehtäviin, joita olemme maanviljelijöille antaneet. Olen useasti sanonut komission jäsen Lewandowskille ja valiokunnallemme eh, maatalousmarkkinoilla on keinottelua Ja sama tapahtui rahoitusmarkkinoilla. Otimme käyttöön erilaisia valvontaviranomaisia ja välineitä, joilla tarkoitus oli parantaa tilannetta, mutta maataloudessa olemme siirtymässä poispäin interventioista. Ja tämä on huonoksi maan taloudelle. Meidän täytyy luoda interventiomekanismeja erityisesti vilja-alalla, myöskin tiettyjen maitotuotteiden suhteen, koska tämä vakauttaa tulot ja tilanteen elintarvikemarkkinoilla. Koheesiopolitiikkaa olisi laajennettava enemmän maaseutualueille. Meillä pitäisi olla määräyksiä, jotka liittyvät riittävän tukitasoon maaseutualueille kohesiopolitiikassa. Ja lopuksi, kun puhutaan viherryttämisestä, meidän tulisi tukea lampaan kasvattajia, karjan kasvattajia. Ja tämä on varsin helppoa, mitä tulee rahoitukseen meidän tulisi tehdä myös päätös elintarvikkeiden eh, ilmaisjakelusta, koska se, mitä me teemme, sitä yhteiskunta eh, ei ymmärrä ja meidän tulisi tarkastella viimeistä 50 vuotta YMPtä ja katsoa, missä aloitamme ja mistä päätämme. Senhor Comissário, senhores ministros, caros colegas, estamos perante... Meillä on ehdotuksia, jotka perustuvat hyville periaatteille, asettavat hyviä tavoitteita, mutta kun me viljelijöiden kanssa keskustelemme näistä tavoitteista, törmäsimme heidän huolenaiheisiinsa ja kysymyksiin. Miten nämä uudet ehdotukset auttaisivat viljelijöitä kohtaamaan Mercosur-vapaasopimuksen luomille? paineille. Mitä tapahtuu niille viljelijöille, jotka ovat äh, hyötyneet maitokiintiöstä. Päätös tehtiin silloin, kun maailman markkinoilla sellainen kuume, että kutka, että piti saada itsesäätelyaikaan ja näemme mitä tulosta siinä on tullut. Nyt meillä on kerrottu, että meillä on takaraja 2015. Mutta mitä takia tämä, että tuottajille ja ainoastaan murut ravintotuotantoketjun tuotosta? supermarketit ja muut vievät lisäarvon. Joten YMPn tuotannon pitäisi iskeä asian ytimeen. Kiitoksia nyt oikein nopeasti, koska meidän pitää antaa vielä puheenvuoroa komissiaisen Jolosille ja Marek Savinskille. Ranska Sia ja sitten Morvai. Kiitoksia kovasti tästä anteellisuudesta. Niin kaikkein tärkeintä tässä uudistuksessa on asia, jota oli vielä oikeastaan mainittu, nimittäin budjetti. Mitä tapahtuu tällä budjetilla, joka ei ehkä riitä? On puhuttu siitä, että yli 1 prosenttia BKTstä olisi kestämätöntä. Yllä prosentilla emme voi edes kattaa tämänhetkistä YMPtä saatikkaista minkäänlaisia uusia muotoja toimia en halua toistaa asioita, mutta emme ole kuitenkaan joistakin asioista ollenkaan puhunut. Mitä tapahtuu sokerikiintiölle vuoden 2007 uudistuksen jälkeen, kun maat, kuten Espanja ja Portugali, ponnistuvat uskomattomalla tavalla, niin nyt olemme sitten vapauttamassa villillä tavalla sektoria tämä voi estää kannattavuuden sokerivirissä monissa maissa meistä. Tämä on sellainen asia, joka olisi pitänyt ottaa esille jo paljon aikaisemmin. Sitten mm, istuttamisoikeus, oikeuden vapauttaminen, sitäkään ei ole juurikaan puhuttu. Kukaan ei ole puhunut neuvostosta yhtään mitään tästä. Ja komission paperissa juuri korostetaan tätä vapauttamista. Voisimme puhua vielä monistakin asioista, mutta kaikkein tärkeintä on minun mielestäni, että tällaisella YMPllä emme voi varmistaa kansallista merkittävyyttä, emmekä varmista ruokaturvaa riittämässä määrin kymmenen vuoden sisällä. Näin ollen pitää ajatella asiaa paljon, todellakin miettiä kunnolla YMPn uudistusta tulevina kuukausina. Kiitoksia. Grazie, Allora, Morvi. Kiitos, Klenowski. Kiitos. Kaksi lyhyttä kommenttia, jos sallitte. Kolme prosenttia viljelykelpoimasta maasta käytetään tällä hetkellä biopolttoaineiden tuottamiseen energiasatoon. Monet asiantuntijat ajattelevat, että tämä kohtaa ruoan hintaa. Kysymys herää, mitä hinnoille tapahtuu. Tuon kolmen prosentin päälle listään vielä 7 prosenttia viherryttämisestä. Ja sitten maaseudun kehittäminen. Järjestöstä on hankala arvioida, jos ei tiedä, kuinka paljon rahaa menee toiseen pillariin niin miten sitä jaetaan jäsenvaltioiden kesken. Mutta täytyy sanoa, että kehityserojen tasoittaminen jäsenvaltioiden kesken, sen tulisi olla yksi YMPn perusperiaatteista. Siksi meistä meidän pitäisi säilyttää nykykohdentamissäännöt toisessa pilarissa. Tähän perustuen Berliinin 2005 modifioituun metodologiaan. Ja sitten lopuksi ehdotus eh, Marta Saps-mallin käyttämistä, joka taas kulkee ihan toiseen suuntaan kuin yksinkertaistamme SAPS on eh, eh, yhden maksun järjestelmä helppomuoto SAPS-järjestelmässä. Maksu on naimisissa jonkun alueen toimien kanssa, eikä ole kytköksissä historiallisiin arvoihin. Morva yksi minuutti. Köszönöm szépen, magyar nyelven szeretnék beszélni, és egy kicsit... Kiitoksia. Voisin puhua unkaria. haluaisin ottaa hiukan vähemmän sopeutuvaisen kannanoton kuin Unkarin äh, virallinen puhuja, joka puhui aikaisemmassa kierroksella. Minä en ole samaa mieltä tämän kilpailukyvyn kanssa, koska äh, unkarilaisille maanviljelijöille, uusien jäsenvaltioiden maanviljelijöille äh, entisistä kommunistisista maista ei ole tasa-arvoa puolalaiset niin, ja liettualainen ministeri, jotka olivat kauhistuneita tästä syrjinnästä, joka äh, koskee entisten äh, kommunististen maiden maanviljelijöitä, äh, kauhistuttaa myös minua. Oli myös kauhistuttava se, että kun liityttiin EU-hun, ihmisiä johdettiin harhaan, koska heille sanottiin, että vuoteen 2013 mennessä maanviljelijät eivät saa samoja tuki tasoja kuin vanhoissa jäsenvaltioissa. Meidän täytyy avata kuitenkin kaikki markkinamme eh, ulkomaalaisille elintarviketuotteille. Tämä haittasi unkarilaisten maanviljelijöiden asemaa, mutta tämä ei kestäkään vain vuoteen 2013 asti, vain YMPn eh, uudistus ei ilmeisesti käsittele tätä asiaa tai halua käsitellä sitä. Se voisi käsitellä sitä, mutta tässä on kyse poliittisesta tahdosta. Ja jopa vuoden 2014 jälkeen tämä epätasa-arvo jatkuu. Joten minun mielestäni tässä on kyse petturuudesta, kun puhutaan kilpailukyvystä. Oikea toimi olisi, että maanviljelijät ja unkarilaiset, kaikki kuten muidenkin maiden kansalaiset, jotka kärsivät tällaista epäoikeudenmukaista kohtelusta, tekevät taseen ja katsovat, oliko EUn liittyminen hyödyksi vai haitaksi, ja kun he ovat tämän taseen tehneet, he tekevät siitä johtopäätöksensä. Me, jos meitä pidetään EUn e toisen luokan kansalaisina, meidän täytyy lähteä tästä järjestöstä. Kiitoksia ja olen pahoillani, jos en ehtinyt vastata kaikkiin kysymyksiin, koska meillä oli aikaa kello 6.30 ja olemme nyt liian mm, Olemme nyt myöhässä, minulla on lento, johon minun täytyy ehtiä, joten tulen seuraamaan vastausta netistä, kuten sadat tuhannet eh, maanviljelijät, jotka eivät tule olemaan kovin tyytyväisiä näihin vastauksiin. Parte delle risposte arriveranno adesso. E quindi volen... Osa vastauksista saadaan nyt ja siksi mielelläni annan puheenvuoron Natson Jolokselle eh, maatalous komissaarille, jota kiitän sitä, että hän oli täällä tänään ja että hän oli valmis kuuntelemaan kaikkia eh, puheenvuoroja. Ja sitten Marek Savinski ja sitten vielä minä. Si, Paulo. Kiitoksia, Paulo. Te tiedätte, hyvä rouva Morvai, kun on suuressa, kulusuureen perheeseen ja pöydällä on tällainen kakko, jota pitää jakaa, niin kaikki ovat saman katon alle, niin silloin tulee joskus esille kysymys siitä, kuinka takakua pitäisi, pitäisi jakaa. Ehkä pitäisi ottaa isompi pala kuin joku, jonkun muun, mutta se seikka, että on samassa huushollissa eikä ulkona tästä neuvottelupöydästä, niin silloin kyllä pitää hiukan pohtia, missä on parempi paikka olla ulkona sateessa vaiko katon alla sisällä ja yhdessä miettiä perheen tavalla, miten parhaiten näitä asioita jaetaan. Haluan tämän teille sanoa. Ymmärrän kyllä eri tahojen pettymyksen, mutta mielestäni näin pitää toimia, kun resurssit ovat rajallisia ja perhe on suuri lukuinen. Monet varmasti tuntevat tällaisenkin tilanteen. Nyt aivan nopeasti yleisenä toteamuksena. Voin vetää tällaisen johtopäätöksen tämän päivän keskustelusta. Eivät parlamentin edustajat eikä neuvoston edustajat, jotka ovat antaneet sellaista vaikutelmaa, että olisi mitenkään kyseenalaistettu uudistuksen tavoitteita tai perusvälineitä, joita on ehdotettu, vaan pikemminkin ja tartuttiin näihin sisältöihin kysymyksiin, miten niissä sopetettaisiin. Mutta kun ajatellaan suorien tukien järjestelmää, kun tuetaan perustulotasoa tai maksuja, joilla tuetaan vanhenemista, niin toimenpiteet toisessa pilarissa, markkinakysymykset, en kuullut minkälaisia tai kieltäistä kommentointia, vai miten pitäisi vain parantaa tätä. Mielestäni näin olemme sellaisessa tilanteessa, että onkin aivan normaalia, että esitän tällaisia kommentteja keskusteluiden alussa, mutta tämä on mielestäni pohja keskustelulle, joka on johdonmukainen ja var, erityisesti se on johdonmukaisessa suhteessa siihen, mitä komissio on aina ennenkin asioista sanonut. Jos puhutaan suorista tuista, täällä on puhuttu jakokriteereistä koskien suoria tukia. Tässäkin näen, että mielipiteet vaihtuvat toisaalta sen välillä, että otetaan huomioon erityispiirteet kansallisella tai alueellisella tasolla, jotka liittyvät maanviljelykseen, siis merkityspiirteitä halutaan antaa enemmän suoria maksuja tietyn tyyppiselle viljelykselle kuin muunlaiselle. Ja toisaalta sitten on niitä, jotka korostavat tarvetta suuremmalla tasa-arvoisuudella ja lähentymisellä, joten näette, että tässäkin pitää samanaikaisesti ottaa huomioon suurempi tasa-arvo, koska kerran toimitaan yhtenäismarkkinoilla ja kysymys siitä, että pitäisi ottaa huomioon erityispiirteet tietyillä alue- alueilla maataloudessa. Mielestäni se, mitä komissio nyt on esittänyt, ottaa huomioon nämä kaksi asiaa, koska toisaalta kun luovutaan historiallisista viittauksista, niin tässä ehdotetaan jotakin, joka on mitattavissa kaikkialla Euroopassa, nimittäin maatalousala. Ja näin syntyy toisaalta elintarvikkeita, mutta myös julkista hyvää, mutta näitä käsitellään e- eriytetyllä tavalla, koska jätetään jäsenvaltiolle mahdollisuus määritellä alueita, joilla ne ehdottavat yhtenäisiä maksuja. Italian kaltainen jäsenvalta tai Itä, Itävalta, Espanja, Irlanti tai mikä tahansa muu jäsenvalta, jäsenvaltio voi valita ja määritellä yhden ainoan alueen jäsenvaltion tasolla, jossa on y- ja yhtenäistä maksko koko alueella, tai valita alueen, jossa otetaan huomioon e, erityispiirteet tietotyyppisessä maataloudessa, jos ovat sitä mieltä, että eroja on, jotka voidaan perustella, jotka ovat objektiivisia etoja, että voidaan kohdella maat, eri viljelytapoja, samoin kuin muitakin. Kun riitalaisessa sanotaan, että pohjoinen suhteessa etelään, näitä eroja, tuota huomioon tässä uudistuksessa, niin ei se kyllä ole totta. Siksi minä tämän sanon, jos lukee tämän tekstin ja tarkastelee, mitä ehdotetaan, niin näette, että kyllä joustoa sieltä löytyy, mutta se, mitä ehdotuksessa pyydetään, on johdonmukaisuutta ja avoimuutta. Ja tämän takia on eri maksutasoja, tällainen lasanjajärjestelmä, niin kuin Sabin Laguel täällä otti esille, niin kyllä, koska meidänkin maanviljelyksen on tällainen lasanjajärjestelmä, koska on nuoria, on pieniä tiloja, on isoja tiloja, keskikokoisia sellaisia, on vuoristoaluetta, alankoaluetta, intensiivistä tehoviljelyä ja muuta. Ja jos halutaan kaikki tämä huomioida, niin silloin pitää voida käsitellä näitä erityisellä tavalla. Mutta tärkeää on, että säädöt ovat selkeitä ja avoimia. Avoimuus, anteeksi, avoimuus minusta tarkoittaa sitä, että näytetään mihin rahat menevät ja miksi annetaan enemmän tai vähemmän toiselle eikä toiselle taholle. Sitten tasapuolisuudesta jäsenvaltioiden kesken. Jotkut sanovat, että puuttuu poliittista tahtoa no, ehkä tässä puuttuu poista tahtoa, mutta tässäkin muistuttaisin siitä, että päätös täytyy tehdä yhdessä 27 jäsenvaltion kesken. Kyse ei kuitenkaan ole vain poliittisesta tahdosta, vaan myös resursseista, budjettivaroista. Ja vielä yksi asia. En halua mitenkään oikeuttaa sitä seikkaa, että on joku maa, joka aina saa kolme kertaa vähemmän keskustelusta kuin joku muu tai pidä katsoa vain niitä maita. Pitäisi katsoa myös, mikä osa maataloustuesta menee <clears throat> on BKTstä eri maissa. Mikä on tämä osa Euroopasta kakkua, joka tulee jonkun jäsenvaltion lautaselle, niin näette että sitten, että kysymykset eivät ole ihan niin yksinkertaisia hoitaa. Kun kerran puhutaan budjetista samanaikaisesti kuin YMPn uudistuksesta, Giovanni Lavia tästä puhui, niin silloin pitää ottaa huomioon nämä kaksi seikkaa, jos loppujen haluaa saada aikaan poliittisen päätöksen. Ja minun mielestäni on olennaisen tärkeää, että voidaan poliittisesti lähteä liikkeelle, jotta saadaan aikaan päätös ennen vuoden 13 loppua, jos halutaan toimia vastuullisesti suhteessa viljelijöihimme. Mielestäni vastuullisuus ei tarkoita pelkästään sisältöä, se on tietysti ensimmäinen elementti, mutta se ei vielä riitä tässä, tähän liittyy myös päätöksenteon ajankohta. Jos lykätään päätöks, päätöstä liikaa, jos vuonna 1415 löydetään selkeät julkiset puitteet tuelle, niin en tiedä sitten saadaanko silloin parempia tuloksia aikaan, vaikka viivästyminen on tätä luokkaa. Sitten tästä maatalouspolitiikan ympäristöystävällisyydestä, vihertämisestä. Tässäkin on otettu huomioon yksinkertaisuus ja yhtäläiset toimintamahdollisuudet kaikille viljelijöille suhteessa siihen, että otetaan huomioon joustavuus. Ja tässä näiden ehdotusten kautta on yritetty ottaa huomioon se seikka, että pyydetään viljelijöiltä asioita, jotka toimivat yhteismäismarkkinoilla, jotka halu- ja halutaan saada tuloksia aikaan kautta EUn. Nämä ensimmäisen pilarin toimenpiteet täy- ovat täydentäviä, eivätkä sulje toimenpiteitä toisessa pilarissa, jotka pyrkivät ympäristöystävälliseen maatalouteen. Siksi, herra Anjo, te puhuitte kaikista toimista, joihin vielä ovat lyhtyneet ja ryhtyvät toisen pilarin yhteydessä. Tämä näkyy myös siinä, mitä on pyydetty ensimmäisessä pilarissa sikäli, että jos viljelijä toisessa pilarissa saa tukea siitä, että ottaa että istuttaa puita jollekin maapalstalle tai heinää, niin tämä kuuluu tähän 7 prosentin osuuteen, jos, joka kuuluu vihertämiselle, koska tämä 7 prosenttia on tällaista ekologista infrastruktuuria. Ei kyse ole mistään mm, kesantomasta. Missään komission tekstissä ei ole koskaan sanottu, että pitää viljelymaita kesantoida, niin kuin täällä on sanottu siitä ei ole ollenkaan kysymys, se ei ole tarkoituksena, mutta niin kuin jotkut sanoivat, usein tapahtuu tästä tuhlausta elintarvikkeiden käytön kohdalla, niin tällä tavalla syntyy myös tuhlausta maankäytössä ja johtuen juuri tästä järjestelmästä, jonka, joka, synnyttää, joka syntyy tästä tämänhetkisestä maksujärjestelmästä. Seitsemän kautta yritetään ottaa mukaan myös ne maat, joita ei ylläpidetä eikä viljellä, ja näin osalta tätä Viljan kannattaisi hoitaa näitäkin maaosuuksia sitten budjetista ja aikataulusta. Nyt olen sitä mieltä, että komissio on nyt tehnyt budjettiehdotuksen kantat näin vastuunsa ja haluaisin sanoa teille, että ainakin parlamentti ja neuvosto voisivat säilyttää sen, mitä komissio on ehdottanut YMPn budjetissa, mutta lainsäädäntöehdotus, jonka komissio on tehnyt, Siinä on otettu huomioon se, mitä komissio on aina ehdottanut budjetin kohdalla. Nyt pallo on kyllä myös neuvoston ja parlamentin kentällä, mutta tässäkin täytyisi löytää ratkaisu, niin kuin sanoin, jotta ei vaarannettaisi viljelijöiden mahdollisuutta käyttää YMP-välinettä johtuen vain siitä, että ei voi tehdä päätöksiä budjetista. Voin vakuuttaa teille koko komissiokollegion puolesta, että tämä saa mahdollisimman nopea päätös saa kaiken komission tuen budjetin kohdalla, että sitä tietysti toivon myös YMPn uudistukselle. Sitten markkinatoimista. Te sanoitte, että tarpeeksi markkinatoimia ei ole tai ne ovat heikkoja. Minä kyllä taas olen sitä mieltä, että kysymys kuuluukin, miten voidaan vahvistaa viljelijöiden toimintamahdollisuuksia markkinoilla. Ja tästä on kitetty ehdotuksia, miten toimitaan niin, että voidaan aktiivisemmin toimia ja miten toisaalta sovitaan yhteen de, de Parlement et de Conseil que la Commission soit plus réactive. Reaktiivisuus, miten se otetaan huomioon ja parantaa sitä. Toisaalta, niin kuin te sanoitte, että pitäisi hiukan vähentää komission valtuuksia, koska ehkä sillä on näitä liikaa. Mielestäni pitäisi sitten nähdä, mitä loppujen lopuksi halutaan. Onko halutaanko komissio toimia nopeasti vaiko, että menettelytapaan menee kuukausia ennen kuin saadaan päätös, joka tietysti on eh, ilmeinen, nimittäin niin täytyy puuttua markkinoiden toimintaan. Sitten kiintiöistä eri sektoreilla. Pian tullaan laatimaan kertomus uudistuksesta, joka suoritetaan hiljattain eh, hedelmävihannesalueella. Sitä voidaan puhua aivan erityisessä tila, tila, tilanteessa. Sitten voidaan puhua myös viinisektorista. Nyt jo pöydällä on lainsäädäntöehdotus maitosektorista. Pian tulen tekemään ehdotuksia ja pohtimaan sitä, mitä voidaan vahvistaa miten voidaan uudelleen järjestellä olivialaa. Joten näitä alakohtaisia kysymyksiä käsitellään myös ihan erikseen, mutta joitakin sektoreita tosiaan pitääkin näin erikseen tarkastella ja käsitellä, ja näin pitää tehdä hoitaa jokainen asia aikanaan. Mitä tulee maaseudun, kehi- maaseudun kehitykseen, mielestäni joustavuus on maksimissaan näissä ehdotuksissa, jotta jäsenvaltiot ja alueet voivat toimia, mutta joustoa löytyy myös sikäli, että voidaan saavuttaa yhteistavoitteita paikallisten erityispiirteiden avulla. Pitää myös miettiä, miksi ja mihin YMPn varoja käytetään, koska täällä puhutaan paljon joustosta ja toissijaisuusperiaatteesta, mutta ei pidä unohtaa sitä, että YMP on yhteistä politiikkaa ja pitää ymmärtää, ja aina tilittää parlamentilla neuvostollekin, kuinka tehokasta varainkäyttö on ollut Tämän takia, kun kerran puhutaan yksinkertaistumista, pitää ottaa nämä kaksi asiaa huomioon. Mihin asti pitää yksinkertaistumissa mennä? Pitäisi kuitenkin pystyä osoittamaan, että varankäyttö on ollut tuloksellista. Ja lopuksi haluan sanoa, että olen varmaankin olemme tietoisia kompromissin tarpeesta, mutta kompromissin pitää lopuksi olla poliittinen sen ei pidä hukuttaa näitä alkuperäisiä tavoitteitamme, muutoin syntyy uskottavuusongelma. Niin kauan kuin yhteisöpolitiikkaa harjoitetaan, joka pitää ottaa huomioon joustavuus, yksinkertaisuus, mutta myös vaatimukset tulosten suhteen lopussa. Tässä on joitakin ajatuksia, jotka halusin ottaa esille. Henkilökohtaisesti olen pikemminkin tyytyväinen tähän keskusteluun, niin kuin sanon, huolimatta näistä erimielisyyksistä, joita selvästi on. Tämä kuitenkin osoittaa, että olemme uskoakseni kyllä aika hyvällä tiellä. Kiitos. Kiitoksia. Kiitoksia. Me kaikilla on varmaan tie, olemme tietoisia vastuusta, joka on meillä edessä ja siksi on aivan <clears throat> normaalia, että Olemme huolestuneita siitä, että tämä YMP, jota olemme luomassa, vastaa maanviljelijöiden tarpeisiin ja siksi on hyvä, että järjestitämme tämän avoimen keskustelun neuvoston ja parlamentin välillä. Nyt haluatteko te vielä puheenvuoron ja sanoa jotain? Ja sitten Marek Savinski saa viimeisen puheenvuoron. Ne, lipumme kirje proedre buksaa, anankaisumme naksara. Kiitos, puheenjohtaja. Pyydän anteeksi, että palaan vielä asiaan. Halusin vain vastata herra Agnewlle, jos voisin. Hän puhui Kyproksesta. Laita palurit korvalle, niin kuulet. Haluan vakuuttaa herra Agnewlle, ja näen hänen silmävalkuansa täältä. Ja Kypros on sekä kyvykäs että halukas kantamaan vastuunsa. Olen varma, että meillä on menestyksekäs pohjohtajakausi. Kun Kyprokselle tulee Ragnu, Ragnu näki kaksi traktoria. Voi olla, että traktoreita ei ole niin paljon tuolla rantalomakohteissa, mutta kannattaa vierailla siellä maanviljelyalueellakin. Se on ihan reissun väärti. E Kiitoksia. Nyt Marek, sinä saat puheenvuoron lopuksi ja voit päättää tämän tärkeän kokouksen. Olemme ylittäneet aikamme noin puolella tunnella, mutta olemme varmasti pystyneet osoittamaan, että ne toimielimet, joita edustamme, haluavat tekevät, tehdä kaikkensa auttaakseen maanviljelystä. Olkaa hyvä. Kiitoksia hyvät naiset ja herrat. Minä haluaisin kiittää teitä kaikkia kärsivällisyydestänne sitä tarvitaan maataloudessa. Kiitoksia osallistumisestanne tähän keskusteluun. Erityisesti haluaisin kiittää kollegoitani ministereitä ja niitä, jotka eivät ole paikalla tänään. Uskon, että heillä oli erittäin tärkeitä sitoumuksia kotopuolessa. Ja uskon, että tämä oli varmastikin ainoa syy sille, että he eivät ole paikalla täällä tänään. Haluaisin korostaa kovasti sitä, että tässä keskustelussa ei ollut yhtään ääntä, joka ei olisi sanonut, että YMPn uudistus ei olisi tarpeen. Tämä lähtee 50 vuoden kokemuksista ja niistä haasteista, jotka meillä vielä on edessämme. Ja tässä on kaikki se, mikä meillä on yhteistä, koska tähän mennessä meillä oli hyvin paljon erilaisia mielipiteitä. Jotkut sanoivat, että me tarvitsemme syvää ymp uudistusta ja että meidän täytyy muuttaa melkein kaikkea. sitten täällä oli joitakin, jotka sanoivat, että me tarvitsemme syvää uudistusta, mutta meidän ei tulisi muuttaa mitään. Haluaisin myöskin korostaa sitä, että tämän keskustelun tärkeä elementti on budjetti ja raha, mutta haluaisin korostaa voimakkaasti sitä, että ei ole sellaista budjettia tai sellaisia määrärahoja, jotka riittäisivät Euroopan maataloudelle. Mikä tahansa raha, joka meillä on käytössämme, se voidaan käyttää paremmin ja rationaalisemmalla tavalla, siitä olen varma. Ja lopuksi haluaisin myös korostaa, että odotan uudistusta, joka virtaviivaistaa asioita, joka tekee YMPstä oikeudenmukaisemmin ja kehityssuuntautuneemman. En voi puhua oman maani puolesta, mutta haluaisin käyttää tätä mahdollisuutta hyväkseni ja puhua puheenjohtajan valtion puolesta ja haluaisin sanoa, että Lissabonin sopimus on velvollisuus, joka koskee meitä kaikkia kun meillä kerran on yhteinen maatalouspolitiikka, kun me kerran olemme äh, vaatineet tiettyjä asioita maanviljelijöiltämme, jotka äh, tuottavat äh, julkista hyvää, niin silloin meidän tulisi vaatia heiltä samoja asioita. Mitä viherryttäminen tarkoittaa? Se tarkoittaa uusia julkisia velvoitteita ja tämä viherryttäminen koskee kaikkia maanviljelijöitä riippumatta siitä, mistä maasta he tulevat. Ja tämä löytyy ensimmäisestä pilarista ja me laitoimme 30 prosenttia kansallista summista siihen, joten samanlaista vihertämistä meillä on ollut Latviassa, mutta Latviassa maan viljelijät saavat ainoastaan muutaman euron siihen, puolalaiset maanviljelijät vähän enemmän ja Maltalla maanviljelijät saavat noin 200 euroa siihen. Joten kiinnittäkää huomiota siihen, mitä sanotaan Lissabonin sopimuksessa, koska siellä sanotaan, että e, minkäänlaista syrjintää ei hyväksytä. Jos me emme käsittele tätä ongelmaa poliitikkoineen, niin silloin meidän ei tulisi olla yllättyneitä siitä, että tämän uudistuksen jälkeen meillä tulee olemaan paljon valituksia EU-tuomioistuimessa, e, paljon kanteita, jotka liittyvät syrjintään, joten tämä pitää ottaa huomioon, kun käymme tätä keskustelua. Kiitoksia. Kiitoksia kaikille. Kiitoksia erityisesti puhujille, jotka ottivat muisteenpanoja tässä pitkässä kokouksessa. Kaikkea hyvää kaikille. Sitä tarvitsemme hyvää. Kollegat, nyt meidän täytyy ryhtyä työhön. Tavoite on yhteinen. Tänään olemme järjestäneet hienon demokraattisen ja avoimen tapahtuman ja haluamme kaikki ottaa askeleen oikeaan suuntaan. Kiitoksia kaikille, kokous on päättynyt.